Ja hyvät kollegat, tämä on viimeinen äänestys, tai lopullinen äänestys tärkeästä lainsäädännöstä, nimi Islannin säännöstöstä, joka liittyy myös turvallisuuteen. Ja tässä tapauksessa on yleistä, että, että tässä täysistunnossa kaikkia jäsenten kanssa, jotka ovat täällä, ilmaistaan kiitollisuutta hyvästä yhteistyöstä, rakentavasta yhteistyöstä vuosien mittaan, koska tämä on ollut wow, aikamoinen ajanjakso neljä vuotta kovaa työtä. Varjoesittelijät ja live-valiokunta, jotka ovat painaneet tätä eteenpäin, ja, ja, ja live-valiokunnan puheenjohtaja Glad Morales. Mutta tässä on, tämä on myös viimeinen tämä vaalikauden täysistunto on yleistä, että ilmaistaa, ilmaistaan myös se, miten hienoa on ollut voida palvella Euroopan kansalaisia tässä parlamentissa – joka sattuu olemaan ainoa valittu, demokraattisesti valittu toimielin Euroopan arkkitehtuurissa. Ja totta kai ja tässä yhteydessä myös haluan toivottaa kaikille parasta, kaikkea hyvää, todella kaikkea hyvää täydestä sydämestäni. Niin, ja niin minä sanon julkisesti, että tämä on minulla ollut kunnia saada työskennellä teidän kaikkien kanssa viimeisen viiden vuoden ajan. Kiitos kaikille, hyvät kollegat. Kiitos kaikille. Kiitos, herra Lopez Aguilar. Kyse on nimenhuutoäänestyksestä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Näin ensimmäinen käsittely parlamentissa päättyy. Seuraavaksi herra Serau Santtusin mietintö niin ikään nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa tarkistuksesta 82. Äänestys päättyy hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa päättyy. Seuraavaksi Radevin mietintö ja tarkistus 73. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty sitten 74. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on niin ikään päättynyt. Seuraavaksi Reedan mietintö tarkistusta 89D, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 190D puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 191 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. äänestys komission ehdotuksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten se ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt. Sitten seuraavaksi Virkkusen, Marineskun ja Telitskan mietintö, tarkistus 108, äänet puolesta vastaan. Tyhjää, ei kauhean selvä, eli tarkistamme koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt ja näin. Lopuksi vielä Daltonin mietintö ensinnäkin tarkistuksia tai useitakin tarkistuksia valiokunnasta. Yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 äänestyksen äänestys alkaa. Haluatteko tarkistaa numero 19? Me tarkistamme numero 19. 19 tarkistetaan, äänestys alkaa. 19. 19. Neuvotteklu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä 31 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 35. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 37 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 nimenhuuto niin äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa 59. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 67 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 82 äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa tarkistuksesta 87. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 148 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nimenomaan äänestys 163, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 100, 160, 66 tarkistetaan, äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. Sitten 160 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. 106, siis 66 meni läpi, eli sitten seuraava on 160. Nyt äänestämme 160. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on edelleen avoinna. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 157. Äänestys alkaa. 157. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 164. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. 81 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraava raukea. Sitten 83 D nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 100 85, muut raukeavat. 85 puolesta vastaan tyhjää. Epäilen, eli tarkistamme numeron 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Käsi myös ylös, kiitos. Sitten se 107 puolesta, 86 D puolesta, vastaan, tyhjää. Olen paolani, mutta vähemmän on puolesta ääniä ylhäällä käsiä, eli äänestys alkaa nyt 86 Dstä ja päättyy hyväksytty. Sitten 88 muut raukeavat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 165 D-äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä ja päättyy. Hylätty. Sitten 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä 161 äänestys alkaa. ja päättyy. Ja hylätty. 162. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuuto äänestyksenä 158 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 156 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 18 D puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän. 18 D äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 159 äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 34 puolesta. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. äänestyksenä komission ehdotus. Äänestys alkaa. Ja päättyy Älkää poistako kortteja vielä. Se on hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on näin ollen päättynyt ja äänestykset on hoidettu nekin. Très bien. Hyvä. Herra Eikhut, lopettakaa keskustelu kollegoja, koska on teidän vuoronne nyt. Ihan hetken päästä aloitetaan. Esityslistan, esityslistan mukaan meillä on herra Eikhutin mietintö. No, jos sanon otsikon hoidettua, niin ehkä sitten kaikki sujuu. Hiili ei ole komission jäsentä puolestaan. Odotellaanpa nyt sitten häntä. Vai onko? on, mutta ei paikallaan. Hyvät kollegat, nyt me jatkamme tai yritämme jatkaa keskusteluja. Pyytäisin, että ne, jotka keskustelevat täällä portailla, reunoilla, joko lopettavat keskustelut tai jatkavat keskusteluja muualla. Pyytäisin, että vahtimestarit tehkisivät oman työnsä, vaikka se niin kiva olekaan. Mutta hyödyllistä toki. y a une, il y a une fiesta là-haut. Allez, on va redevenir... No niin, nyt reikut, ollaanpa vähän asiallisia. Saatte uudelleen puheenvuoron, koska me aiomme nyt keskustella teidän mietinnöstänne hiilidioksin väestönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Olkaa hyvä. Esittelijänä neljä minuuttia. Me kuuntelemme nyt teitä. Kollegat hiljaa. Kiitoksia tästä suuresta kiinnostuksesta hiilidioksidipäästöjä ja raskaita hyötyajoneuvoja kohtaan. Ja tämähän, tämähän on kuitenkin viimeisin äh, ilmastolainsäädäntö, jonka me hyväksymme tällä vaalikaudella. Sen jälkeen pitää saada sitten seuraavalle vaalikaudelle parannuksia aikaan, mutta tällä vaalikaudella me voimme juhlia tätä, koska nyt ensimmäistä kertaa Euroopan unioni aikoo säädellä hiilidioksidipäästöjä äh, raskaista hyötyajoneuvoista silloin, silloin kun tätä hoidettiin auto, henkilöautoista, silloin käytiin kovaa kamppailua mutta, ja paljon, paljon vastahankaa, mutta me onnistuimme hyvässä yhteistyössä varjoesittelijöiden ja eri ryhmien kanssa, joita kiitän heidän panoksestaan. Ja me olemme aina samaa mieltä, mutta uskon, että loppupeleissä olemme päässeet sellaisen sopimukseen, jota kaikki voivat tukea ja voivat katsoa, että olemme koskettele, että ymmärrämme tämän asian tärkeyden jossa hiilidioksidipäästöt asetetaan 2025 15 prosenttia ja 2030 sitova tavoite 30 prosenttia. Ja erityisesti tämä pitkän aikavälin näkymä antaa hyvin selkeän signaalin autovalmistajille ja hyötyajoneuvojen valmistajille, että eli ne täytyy investoida uuteen teknologiaan. Me olemme myös onnistuneet siinä, että, että olemme sulkeneet porsaanreijät, esimerkiksi tällaiset erityisbonukset, ja, ja olemme asettaneet nolla, äh, siis päästöttömi, benchmark on meille päästöttömät äh, ajoneuvot, joka on selkeä signaali valmistelle, että ne eivät, e-, että ne eivät vain paranna ne kyky, nykyisiä versioita ja nykyistä moottoriteknologiaa, vaan niin ne täytyy myös investoida uuteen teknologiaan äh, tulevaisuutta varten, joka voi olla päästötön tai voi vai, se voi olla esimerkiksi vetykin, ja tämä on vielä auki, mutta tämä on selkeä signaali näille valmistajille, että tähän suuntaan ollaan menossa. Mutta niin kuin sanottiin, se oli kova, kova taistelu. Erityisesti me äh, vihreät olisimme halunneet saada korkeampia tavoitteita, mutta oli kuitenkin hyvin tärkeää, että valmistajat ovat tietoisia siitä, mikä on, mistä puhutaan pitkällä aikavälillä, että tietävät, mihin äh, investoida pitää ja koska liikennesektori on myös puhdistumassa ja pyrkii vähentämään äh, hiilen käyttöä, koska ihmiset kysyvät, että minkälaisia ajoneuvoja teillä on ja mitä. Täytyy muistaa, kaikista Euroopan äh, päästöistä se on 6 prosenttia äh, ja liikenteessä on jopa 25 prosenttia. Me puhumme siis hyvin tärkeästä kategoriasta, joka on kaiken lisäksi lisääntymässä, koska vuonna 2050 meidän pitäisi olla hiilitön talous. Ja sit, sit, sitä taustaa vasten täällä lainsäädäntö on tärkeää. Meillä on ollut tar- vuonna 2022 meillä on asian puolivälin tarkastelu ja silloin katsellaan myös niitä tavoitteita, mistä me, hyvä, joista me päätämme huomenna. Ja me voimme päätellä, että voimme tehdä enemmän, koska signaalit, joita me olemme antaneet valmistajille ja, ja, ja in, ne investoinnit, jotka menevät päästettäviin ajoneuvoihin, niin silloin markkinat ovat muuttumassa, silloin me saamme uusia työpaikkoja, Euroopan unionin sisällä, <clears throat> koska on nyt korkea aika, että myös hyötyajoneuvoissa tämä säännellään, koska esimerkiksi Yhdysvallat, Japani ja Kanada ovat säännelleet tätä jo mitä ennen ja olemme, otamme siis kiinni heitä ja, me varmistamme, että innovaatio ja uusi teknologia tehdään Euroopassa ja luodaan työpaikkoja Euroopassa ja samaan aikaan annetaan, luodaan myös hiilettömyyttä liikennesektorille, joka on tärkeää, jos me haluamme päästä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja myös komissiota ja myös neuvostoa, joka ei ole täällä ja, ja, ja kiittäisin näitä tästä hyvästä yhteistyöstä, jotta diili saatiin tehtyä. Kiitoksia. Odotan jännityksellä huomista. Kiitos. Herra komission Arias Kanietti, olkaapa hyvä, jos haluatte puhua. Madam President. Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on ilo olla täällä tänään viimeisessä keskustelussa liittyen hiilidioksidipääsyn normeihin uusille raskaille ajoneuvoille. Euroopan parlamentin neuvoston saama sopimus on tärkeä saavutus, jotta saatetaan päätökseen kattava lainsäädäntöpaketti puhtaan ilmaston ja energian hyväksi 2020 mennessä. Nopea hyväksyminen on ollut mahdollista rakentavien ponnistelujen Kompromissihengessä molemmilta toimielimistä ja erityisesti halusin kiittää esitellä Heikuthia ja muita varjosittelijoita ja onnitella heitä erittäin hyvästä lopputuloksesta, joka saavutettiin näin lyhyessä ajassa. Se on tasapainoinen ja kunnianhimoinen saavutus. Siellä on kaikkein tärkeimpiä elementtejä sikäli, että Euroopan unioni raskaissa hyötyä ajoneuvoissa asetetaan alle 50 prosentin hiilidioksipäästöt normit ja 2030 alle 30 prosenttiin verrattuna viitekauteen 2090-2020. Tavoitteet kattavat suurimmat ajoneuvot, eli noin 70 prosenttia kaikista päästöistä tällä alalla. Ja annetaan myös kannustimia tekniikan neutraaliuden pohjalta. 2019 A, käynnistetään tämä superkreditjärjestelmä. Me saamme hyvän hallintojärjestelmän sen takaamiseksi, että leikkaukset toteutuvat, ei vain paperilla, vaan todellisuudessa. 2022 tehdään tarkistus, jota voidaan arvioida lainsäädännön vaikuttavuus. Tämä uusi lainsäädäntö täyttää paketin, jotta tieliikenne tulee mukaan myös puhtaaseen liikkuvuuteen, niin että voidaan siirtyä ilmastoneutraaliin talouteen. Ilman toimintaa hyötyy ajoneuvojen päästöt lisääntyisivät jopa 25 prosenttia, ehkä 20 prosenttia 2030 mennessä. Näillä tavoitteilla ja 2020 jälkeisen kauden tavoitteilla päästään 24 prosentin leikkauksen 2030 verrattuna vuoteen 2005. Tämän myötä jäsenvaltiot voivat päästä sitoviin tavoitteisiin oman lainsäädännön pohjalta. Euroopan unioni voi myös Pariisin sopimuksen sitoumukset toteuttaa. Liikenteen toimijat voivat hyötyä säästöistä myös jopa 25 000 euroa vuo, ensimmäisenä vuonna ja, ja 2025 jopa 60 000, jos uuden rekan hankkii. Tämän myötä voidaan auttaa varsinkin 600 000 pk-yritystä, jotka toimivat Euroopan unionin, unionin liikenteen alalla ja palkkaa lähes kolme miljoonaa työntekijää. Lainsäädäntö myös nykyaikaistaa talouttamme unionissa ja varsinkin autoliikennettä ja teollisuutta, jotta voidaan innovointiin ja tekniikkaan sijoittaa. Ja varsinkin kannustinjärjestelmä raskaille hyötyjille voi myös sitten palkita kaikkein pisimmälle meneviä niin, että voidaan puhtaaseen polttoaineeseen ja infrastruktuuriin sijoittaa niin, että luodaan olosuhteet vähäpäästöisille ajoneuvoille. Lopuksi on ennustettu, että se vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen myönteisesti niin, että voidaan vähentää öljyn tuontia Euroopan unionin. Hyvät parlamentin haluaisin pyytää teitä tukemaan tätä tasapainoista ehdotusta huomisessa äänestyksestä. Uuden lainsäädännön myötä päästään kohti puhdasta liikkuvuutta ja tästä kertoisin myös parlamentin jäsenille, että komissio on vaatinut kaksi lausumaa antaen täyden tuen tälle sopimukselle. Ne liittyvät jatkuvaan vektorivälineen kehittelyyn ja omat määräykset, jotka liittyvät myös nollapäästöisten ajoneuvojen maksimipainolle. Kiitän vielä jäseniä annetusta tuesta. Kiitos kovasti. Sitten kuulemme rouva Virkkusta TRAN-valiokunnan puolesta. Olkaa hyvä minuutti. Kiitos arvoisa puhemies haluan liikennevaliokunnan puolesta myös kiittää neuvottelijoita hyvästä lopputuloksesta. tämä asetus vastaa hyvin pitkälle niitä tavoitteita joita liikennevaliokunta tälle asetti se että autonvalmistajien on vähennettävä päästöjä viisitoista prosenttia vuoteen kaksituhatta kaksikymmentäviisi mennessä ja kolmekymmentä prosenttia vuoteen kaksituhatta kolmekymmentä mennessä on erittäin kunnianhimoinen mutta kuitenkin mahdollinen tavoite on merkittävä asia että nyt ensimmäistä kertaa euroopan unionissa ollaan asettamassa enimmäispäästörajat raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöille. toki tähänkin asti autonvalmistajilla on ollut intressi pyrkiä mahdollisimman tehokkaisiin ajoneuvoihin koska polttoaine on hyötyajoneuvoissa se kaikkein merkitsevin tekijä ja tähänkin asti on ollut tarve tehdä erittäin energiatehokkaita ja vähän polttoainetta käyttäviä hyötyajoneuvoja mutta tämä tulee entisestään varmasti lisäämään myös innovaatioita tällä alueella. jatkossa on tarpeellista se että pyrimme edelleen kehittämään mittausmenetelmiä. olisi tärkeää saada huomioiduksi koko käytetyn polttoaineen energiankulutus ja jatkossa päästävä myös elinkaaren mittaaviin tarkastelutapoihin. samoin meidän pitäisi pystyä jatkossa huomioimaan paremmin teknologianeutraalius koska on varmaa että liikenteessä on niin suuret haasteet päästöjen vähentämisessä että kaikki ratkaisut ovat tarpeen ja meidän ei pidä valita yksittäistä polttoainetta. puhemies Monen vuoden työ on nyt saanut päätöksen raskaansa hyötyä neuvossa. Valiokunta on nyt hyvää työtä. Huomisessa äänestyksessä meillä on sääntöjä, jossa päästään hyvin eteenpäin, vaikka se vaikea on ollutkin, ettei haitata liikenteellä ympäristöä. Mutta tämä on minun viimeinen puheenvuoroni täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin nyt kiittää 15 suuremmoisesta vuodesta Täällä, saa, täällä sen ensimmäiset harmat hiukseni, jotkut teistä täällä salissakin vielä läsnä ovat ehkä syynäkin, mutta on ollut hienoa edustaa Ruotsia ja puolta täällä. Niin, että voidaan saada muutosta vapaakaupassa, saada ihmisiä pois köyhyydestä. On ollut hienoa saada muutosta myös ympäristössä tällä politiikalla, jossa ihmiset ovat keskiössä ja he voivat tulla muitakin mukaan. Me olemme saaneet paljon aikaan. Emme aina ole yksimielisiä. Kaikki olet niin maltillista kuin ehkä minä haluaisin, mutta olemme tehneet parhaamme, että saadaan hyviä sääntöjä. Ja haluaisin kiittää omia valintojani, koska me olemme taistelleet Euroopan puolesta. Euroopan on toivoa, rauhaa ja yhteisyyttä. Ja jatkukoon niin niiden osalta, jotka tänne jälkeeni tulevat. Mutta älkää koskaan luopuko toivosta. Sen puolesta kannattaa aina taistella. Kiitos. La parole est à monsieur. Herra Zoffoli, s ryhmän puolesta, kaksi minuuttia. Avec micro, avec micro, monsieur. Mikrofonin kanssa, kiitos. Monsieur Zoffoli. Herra Zoffoli, mikrofoni ei ole päällä. Il n'y avait toujours pas de ah. micro. oleva no niin, asetus täyttää tärkeän aukon. Ensi kertaa määritellään Euroopassa vasta- vastustuksen jälkeen, kymmenen keskusteluvuoden jälkeen yhteiset normit raskaille hyötyajoneuvoille. Tämän niiden osuus on 6 prosenttia kaikista päästöistä unionissa, sitä paitsi ne no, ovat kasvamaan päin. Paitsi meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, jotka on tavoitettavissa toki CO2-päästöjen leikkaamiseksi, me muutenkin lisäämme turvallisuutta liikenteen alalla ja pystyttäisiin vähentämään polttoainekulutusta. Nämä tiedot olivat aika kaukana siitä, mitä on sertifioitu laboratorioissa. Todelliset tiedot ovat tärkeitä, että päästään dieselgate-skandaalista eroon. Näiden tietojen käytön myötä voidaan osoittaa myös riippumatonta valvontaa. Ja komission myötä voidaan myös hyväksyä menetelmä, että voidaan arvioida hyötyjen vaikutus koko elinkaaren osalta valmistuksesta romuttamiseen. Sitä paitsi siellä on mekanismi, jota voidaan antaa kannustimia rek- sähköisille rekoille tai vähäpäästöisille ajoneuvoille. 2025 alkaen asetetaan vähimmäis näille ajoneuvoille, kun niitä valmistetaan. Niin ikään kannustetaan julkisia investointeja, kuten yksityisiäkin, jotta voidaan rakentaa sähköisiä ajoneuvoja. Lisäksi kun siirrytään hiilittömään liikenteeseen, tar- kun 94 prosenttia vielä turvaudutaan polttoaineeseen, tarvitsemme myös ehkä luonnonkaasua, mutta on välttämätöntä, että Euroopan komissio luo rahaston, jotta voitaisiin antaa tukea alan tutkijoille laboratorioille niin, että voidaan saada kestävä siirtymä aikaa myös sosiaalisesti, eikä vain ympäristön kannalta tämä asetus edustaa myös tärkeän etapin liikkuvuuden Euroopassa kohti uutta kehityksen mallia, joka perustuu teollisuuden ja ympäristön liittoon. Herra Demesmaker, puolitoista minuuttia ECR-ryhmän puolesta. Morgenmiddag is het de laatste plenaire... Huomenna puolilta päivin äänestämään viimeistä kertaa tällä vaalikaudella. Nyt meillä on mahdollisuus äänestää konkreettista toimista kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Hiilidioksidipäästöt raskaista hyötyaineista ovat 6 prosenttia kaikista väestöistä Euro- EU-ssa ja 25 prosenttia tieliikenteen päästöistä. Ja tämä käyrä on menossa jyrkästi ylöspäin, esimerkiksi minun kotiseudullani Flanderissa. Jos me haluamme tässä tehdä jotain, meidän täytyy vihertää <clears throat> rekkalaivastoa. Siksi onkin oleellista, että ensimmäistä kertaa saamme tällaisen normin kuorma-autojen hiilidioksidipäästäjille. Me tarvitsemme myös äh, päästöttömiä ja vähäpäästöisiä hyötyajoneuvoja. Minun puolueeni NVA on äh, myös tämän, äh, tämän kannalla, vaikka me olisimme voineet olla kunnianhimoisempiakin. Ja tietenkin nämä kuorma-autot ovat tietenkin myös tärkeitä ilman laadun kannalta. Monet kuole, menehtyvät liian nopeasti, kärsivät huonosta ilmasta. Standardit johtavat myös polttoaineen säästöihin ja tämä, tästä myös hyötyvät yritykset. Me tarvitsemme teknisiä ohjeita, joita innovaatioita voidaan hyväksi suosia. Kolmannet maat, kuten USA ja Kiina, ovat jo tällä tiellä Euroopan unioni ei saa jälkeen. Herra Turvalds, allioryhmän puolesta kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, minä aluksi haluaisin kiittää kumppaneitani tässä asiassa, joka käsittelyn ajan tässä painostettiinkin ja Bassia kiittäisin ja tuota Kirstof Vielneriä, joka jo täältä lähti. Valitteli harmaita hiuksia, jos katsoo minua ja komission jäsentä, niin voidaan kyllä sanoa, että hän on ehkä meillähän hän aiheuttaa vielä enemmän harmaita hiuksia kuin me hänelle. Edessä on haasteita. Ensinnäkin meillä on aika pirstaloitunut tilanne. Me olemme sen tavallaan luoneet, asettaneet myös vaikeuksia tavoitteiden saavuttamiselle. Ja totta kai valmistelu on vielä vaikeuksia päästä näihin tavoitteisiin, ja se tekee sen vielä hankalammaksi. Lisäksi, lisäksi toinen vaikeus, jota kutsutaan päästöttömiksi ajoneuvoiksi, siis päästötön ajoneuvo, jota käyttää likaista sähköä. Ei se ole päästötön siis. Eli siellä tarvittaa tämän asian selvittämiseen. Kuultiin eilen Greta Thunbergiäkin. Sehän riippuu siitä, kuinka voidaan investoida jatkossa puhtaaseen sähköön. Ja näin päästä eteenpäin. Me tarvitsemme siitä syystä siis myös siltoja jatkossakin vaihtoehtoisia polttoaineita, joiden päästöt ovat alhaisemmat kuin sillä sähköllä, jota nyt käytetään. Suurin haaste edessämme liittyy totta kai siihen, kuten Bas totesi puheenvuoronsa alussa, että seuraavina vuosina täytyy miettiä tätä lainsäädäntöä, että seuraava kokoomus parlamentissa varmaan saa mielenkiintoisia tehtäviä osakseen, jotta menee oikeaan suuntaan tämäkin ehdotus, että päästään näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet itsellemme. Ja se koskee, että komission jäsen pitää kieltä keskellä suuta, Bass ja minä ja muut, jotka vielä täällä ovat, hoitavat, että tämä hoidetaan satamaan. Ryypi haluaisi tehdä kysymyksen. Hyväksyttekö sininen kortti? Aina on ilo kuulla hänen kysymyksiään. Äh, Haluaisin kiittää sydämellisesti kollega Turvaltsia, sillä hiilidioksidipäästöt tietysti ovat haaste ja siksi me tarvitsemme koko elin iän aikaisia päästöjä. Tämä e, pitää ottaa huomioon, ei pelkästään e, valmistus. Uskotteko esimerkiksi siihen, että älykäs pysäköinti ja hyvä ajotapa kaupungeissa voisi osaltaan vähentää päästöjä? Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Minä uskon, että kaiken tärkeintä, mitä kaupungissa tarvitaan, ei ole niinkään että älyautoja, vaan älykkäitä kuljettajia. En tiedä, voiko Ryppik niitä saisi aikaan. Mutta me tarvitsemme siis koulutusta ajamiseen. Ajatellaan näitä teknisiä välineitä, joita meillä on – jotta se säilyy valvonnassa. Että pelkää tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Sitten on hyvät edellytykset pelastaa tämä myös Itävallassa. Grazie. Kiitos. Sitten seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta edustaja Ek. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä, Stefan. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat tässä parlamentissa tätä parlamenttia ja komissiota ja neuvostoa olen usein kritisoinut siitä, että usein päätöksiä tehdään yrityksen ja eh, eläinvastaisten eh, eh, vastaisen toiminnan hyväksi, mutta olen tyytyväinen tähän tulokseen, jonka olemme saaneet Envi-valiokunnassa Ekhautin kanssa yhdessä aikaiseksi. Huomenna me äänestämme raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen äh, alentamista, vaikka teollisuus on äh, tehnyt vasta rintaa, ennen kaikkea Saksan teollisuus. Siltikin tämä mietintö menee komission ehdotusta pidemmällekin. Tämä mietintö on näin tärkeä askel ympäristön suojelun kannalta, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Meillä on monella alalla vielä paljon työtä edessämme. Tänään tämä on viimeinen puheeni tässä parlamentissa. Seuraavalla vaalikaudella en enää ole täällä jäsenenä. Haluaisin pyytää tulevissa tulevissa päätöksissä Lissabonin sopimuksen artiklan 13 mukaisesti ottamaan huomioon myös eläinten hyvinvoinnin, joka meidän, jotka meidän hyväksi, joita viljellään ja tapetaan. On korkea aika muuttaa poliittista ideologiaa, ei pelkästään ei talouskasvu ja täystyöllisyys saa olla ainoa tavoite, vaan kaikkien elinmuotojen hyvä elin, elämä. Kiitos kaikesta ja onnea ja menestystä tuleviin poliittisiin päätöksiin. Kiitos kovasti. Parahin Ek, sininen kortti teille, hyväksyttekö? Kollega Liisi, olkaa hyvä. Ja dank. Paljon kiitoksia arvoisa kollega Eik. Toivotan tietenkin henkilökohtaisesti kaikkea hyvää tulevaisuudessa, mutta yksi kysymys kuitenkin. Nyt se, mitä nyt on pöydällä, se kuitenkin ylittää selvästi komission alkuperäisen ehdotuksen. Näin, me olemme näin ollen aika lähellä ja se on se, mitä Saksan liittohallitus on esittänyt, 15 prosenttia ja 30 prosenttia. Se on hyvin viisasta ja järkevää, eikä tämä, ja tämä ei me ylitä komission alkuperäistä esitystä. Tällä halusin sanoa sitä, että joissakin kohdissa me olemme neuvotteluissamme saavuttaneet tavoitteita, jotka menevät pidemmälle kuin komission ehdotus. Ennen kaikkea kyse oli erinomaisen kollegan Bas Eichhoutin ansiota. Hän kynsin ja hampain taisteli sen puolesta, että saamme todellakin kunnianhimoisen mietinnön aikaiseksi. Haluaisin kiittää häntä siitä vielä henkilökohtaisesti. Kiitoksia kovasti. Kovasti kiitoksia Saksaksikin. Ja sitten vihreiden puolesta edustaja Delli. Kaksi minuuttia. Olepa hyvä, Karima. Hyvät kollegat, tällä viikolla me olemme kuulimme Greta Thunberg, aktivisti, joka tuli tänne sanomaan, Toimikaa, toimikaa, toimikaa nyt. Toimikaa niin, että te päättäjät mahdollistavat sen, että tulevat sukupolvet voivat erää, elää myös onnellisina. Jos me haluamme vastata planeetan tarpeisiin ja säilyttää terveytemmekin, jos me halutaan vähentää merkittävästi saasteita, meidän täytyy kantaa vastuumme ja asettaa liikenne kantamaan myös kulut, kuten kaikki muutkin. Euroopan teillä on vain 5 prosenttia rekkoista, ajatellaan liikennettä ylipäätään, ne kuitenkin ne tuottavat 25 prosenttia neljänneksen kasvihuonekaasupäästöistä unionissa. Jos me jonain päivänä haluamme vielä noudattaa COP21 sitoumuksia pelastaa ilmasto ja planeettaa, niin on nyt korkea aikaa luopua tästä epätasapainosta. Tämän tekstin myötä me vihdoinkin otamme ensimmäisen askeleen leikkaaksemme CO2-päästöjä 15 prosenttia, 25 mennessä ja 30, miinus 30 prosenttia 30 mennessä rekoissa. Me menemme pidemmälle kuin komission ehdotus. Ensi kerta Eurooppa haluaa puhtaita rekkoja ja näin voidaan kohentaa myös ilman laatua. Tämä on voitto Tämä voitto osoittaa mitä, että kun me valitut edustajat kuulemme, varsinkin nuoria, jotka joka viikko lakkoilevat pelastaakseen ilmastoon, ja kun luovutaan näistä kauniista sanoista ja ryhdytään toimeen, niin asiat menevät oikeaan suuntaan. Voimme olla ylpeitä, mutta huoma. Tässä on vielä pitkä tie edessä, jos me haluamme pelastaa lapsemme niin, että voit hengittää vapaasti, olla onnellisia ja käyttömahdollisuuksia mahdollisuuksia kauniilla paleitalla niin sitten huomenna täytyy äänestää tämän puolesta. Kun tämän puolesta äänestää, niin puolesta, että ilmaston puolesta, kiitos. Merci beaucoup. Kiitos kovasti, kiitos sitten edustaja Lancini ENF ryhmän puolesta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Liikenteen on tärkeä taloudessa ja yhteiskunnassa, ehkä yksittäisissä jäsenvaltioissa unionissa. Kuitenkin täällä jatkuvasti unohdetaan tämä näkökohta, eikä kuulla yrittäjien ja työntekijöiden pyyntöjä. Nämä toimet tässä ehdotuksessa ovat hypoteeseja, anakrostisia ja epärealistisia. Tekstissä puhutaan puhtaasta siirtymästä nollapäästöihin, ja kestää uutta tekniikkaa että ilman kuitenkaan arvioida vaikutusta itse toimen osalta. Siellä on vain sähkö esillä, eikä siinä huomioida niitä muita mahdollisuuksia, joita on nytkin markkinoilla esillä. Jos pitäisi alusta lukien miettiä myös sekatekniikan käyttöä ja pidempiä jaksoja, jotta todella voidaan saada yrityksetkin tähän mukaan kelkkaan. Päästötömän tekniikan kehittäminen ei ole kovin pitkällä vielä raskaista hyötyä ajoneuvolla verrattuna henkilöautoihin, varsinkin jos ajatellaan pitkää kuljetusta. Ja, ja totta kai tässä isketään kilpailukykyyn ja jäsenvaltioihin. Eurooppa olisi riippuvainen rikkaista maista, joilla on raaka-aineita ja akkujen valmistukseen, kuten Kiina. Et, ja ajatella myös, miten täällä tuotetaan sähköä, kun se edelleen on peräisin muun muassa hiili voimaloista ja ydinvoimasta. Paradoksaalisesti on jo käytetty uusia mahdollisuuksia, sähköneuvojakin, mutta kuitenkin sitten öljyä käytetty sähkön tuottamiseen. Ja totta kai sillä on kielteisiä vaikutuksia työllisyyteenkin auton valmistuksen osalta. Ja se on kuitenkin suhdanneiden varassa, kuten Saksassa nyt on nähty, ja voi olla, että siellä menetetään työpaikkoja alalla jopa 70 000 ja 2030 mennessä. Meidän vastuumme on miettiä hyvin tätä ehdotusta, kuten muitakin, ja miettiä, miten se nyt on muotoiltu, niin pelkästään se ei ole ymmärrettävissä ja käyty itseään vastaan. Kiitos. Grazie mille. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Sosnjärts, minuutti. Nie ma pojazdów zeroemisyjnych Puhemies, ei ole olemassa mitään nolla, siis päästöttömiä ajoneuvoja. Siinä se on, ei ole olemassa mitään päästöttömiä ajoneuvoja. Tämä on vain markkinointikikka näille valmistajille, jotka nämä niin sanotut päästöttömät ajoneuvot pääst, laskevat, ne likaavat muulla tavalla, eli voimalaitosten kautta. Nämä Rova Delli voi sanoa, mitä hän haluaa ja huutelee, mitä hu- huutelee, eikä sitten kuitenkaan seuraa keskustelua sen jälkeen. No, no kyllä, nuoriso voi haluta mitä haluaa, mutta ellei teknologia ole näiden päästöjen vähentämiseksi, niin sitten sitä vaan siirretään teknologisilla kikoilla. Mutta globaalisti tämä tämä oikeastaan vaan merkitsee päästöjen lisääntymistä, ne ovat vastuuttomia päästöjä. No, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Liise, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat, on hienoa, että huomenna määrittelemme ensimmäistä kertaa nämä ylärajat raskaille hyötyajoneuvoille jokaisen alan pitää osallistua päästöjen vähentämiseen. On hyvä, että liian pitkälle menevät vaatimukset vihreiltä ja sosiaalidemokraatilta saatiin poistettua tekstistä. Kiitos Bas Eichhautelle äh, hänen pragmaattisuudestaan. Hän halusi enemmän alun perin, mutta sitten hän suostui siihen tulemaan vastaan EPP-ryhmää ja komissiota. Kiitos Christopher Fjellnerille hänen panoksestaan, ei pelkästään tässä asiassa, vaan myös muissakin asioissa. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni, kiittääkseni komission jäsen Jeteä. Hän on kuulemisensa yhteydessä saanut paljon kritiikkiä osakseen, mutta niidenkin, jotka tuolloin kritisoivat, pitää nyt myöntää, että yhdessä olemme saaneet paljon aikaiseksi ilmastonsuojelun äh, eteen Euroopassa. Tämä on nyt viimeinen lainsäädäntöteksti tällä alalla, jonka hyväksymme tässä parlamentissa, joten kiitos komission jäsen Kanjetelle. Meidän on jatkettava työtä ja yksi aihe seuraavalla kaudella tulee olemaan se, että meidän on vahvistettava junaliikennettä. Puhtaat rekat ovat hyvä asia, mutta meidän pitää saada siirrettyä rahti- ja henkilöliikennettä raiteille Lisäksi raideliikennettä rasitetaan päästökauppasäännöillä paljon enemmän kuin muita aloja. Tämä on aihe, jonka parissa meidän pitää tehdä työtä seuraavalla kaudella. Kiitos paljon. Kiitos. Edustaja Liisi, teillä on esitetty sinistä korttia. Herra Sosnersilta, hyväksyttekö? Herra Liise, olkaa hyvä. Powiedział pan, że tak wiele zrobiliśmy dla klimatu, to proszę powiedzieć. Niin, <clears throat> tässä on paljon tehty mutta kun puh- oikeastaan te, ovat, te olette saattaneet paperille vain stereotypioita. Ei se kuitenkaan konkreettisesti mitään ole ilmaston eteen tehty. No, tietoisesti kuuntelin, miten huluja puhuitte voimme sanoa konkreettisesti, että olemme hyväksyneet lainsäädäntöä, hyväksymistä huomennakin sen hyväksi, että EU tavoit, saavuttaa päästötavoitteensa 2030 ja ö, pääsemme yli 40 prosentin päästövähennystavoitteeseen. Monet muut mantereet voisivat tästä ottaa opiksi. EU on esimerkillinen tällä saralla. Olemme myös samalla huolehtineet siitä, että energiaintensiivistä teollisuutta ei ole häädetty Euroopasta. Kyllä, jos kummastakin, kummaltakin puolta taloa tulee kritiikkiä, niin se on hyvä merkki siitä, että olemme kultaisella keskitiellä. Kiitos sitten edustaja Dalli. Mirjam, ole hyvä, puolitoista minuuttia. Um, thanks a lot for this and first... Kiitoksia kovasti, kiittäisin, onnittelisin ensinnäkin esittelijäämme Bas Eichhutia hänen tekemästään työstä, jotta sopimus saatiin aika tiedän, että ei se ollut helppoa. Ja on ihan myönteistä, että nyt meillä on jälleen uutta politiikkaa, jotta päästään eroon hiilidioksipäästöistä liian pitkään. Ei ollut mitään standardeja raskaille hyötyönevoille. Olimme tietoisia, että nämä rekkaat vaikuttavat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen. Ilmastovaikutus varmasti vain kasvaa kasvamistaan, jos emme tee mitään. Nyt on nyt korkea aika, että EU hyväksyy sitovia päästötavoitteita näitä ajoneuvoja varten. Me olemme etäännyttäneet komission alkuperäisestä ehdotuksesta ja ei saatu aikaa sitovia rajoja, kun neuvostelimme neuvoston kanssa puolestaan, että saataisiin myös vertailuarvoja, niin tämä sinällä on saavutus. Minä tiedän, että tunnen tämän ihan liiankin hyvin, siksi kiittäisin SD-varjosittelijä Damino Zoffolia hänen panoksestaan ja hänen roolistaan sen takamiseksi, että saatiin aikaan hyvä kompromissi. Parlamentin kanta on oikealla tasolla. Me tarvitsemme nyt sitä, jotta voitaisiin noudattaa ilmastositoumuksiamme. Minä uskon, että puhtavia ajoneuvojen tulevaisuudessa, rekkot mukaan lukien, on mukana aina innovaatiota. Tarvitaan kannustimia vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen valmistamiseen, koska ne saavat aikaan tämän muutoksen. Tähän me tähtäsimme. Me saimme aikaan tuloksia. Odotan mielenkiinnolla tulevinakin vuosina tätä työn jatkoa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Revodallon Bonfoy, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Lopultakin Euroopan unioni ottaa käyttöön päästövähennystavoitteita hiilidioksin kohdalla ja raskaille hyötyajoneille. Olen liikennevaliokunnassa STn edustaja. Jäsenvaltiot Saksa ja muut, jotka kuuntelevat teollisuutta, eivät halunneet näin kunnianhimoisia tavoitteita. On valitettavaa, että neuvosto ei ole päästötavoitteessa kunnianhimoinen. Liikennealalla päästöt ovat viime vuosina vain nousseet. 2022 uudelleen tarkastelu on välttämätöntä, jotta voimme katsoa, pitäisikö ottaa mukaan lisää ajoneuvotyyppejä ja muuttaa jotakin muutakin. Mm, on hienoa, että ollaan päästy tämän ensimmäisen etapin loppuun ja luotu näitä tavoitteita. Tämä on edistysaskel, jotta voimme myös taistella ilman epäpuhtauksia vastaan ja kunnioittaa Pariisin sopimusta ja muita ilmastotavoitteita ja näin rajoittaa ilmaston lämpenemistä. Tämä on vastuumme tuleville sukupolville. Eurooppa toimii konkreettisesti saasteita vastaan ja on hienoa, että viimeinen vuoreni koskee juuri tätä aihetta. Kiitos paljon. Kiitos kovasti, kiitos. Ja nyt keskustelua puheluetteloa. Kaksi pyyntöä. Hyväksy molemmat. Ensimmäisenä edustaja Faria, minuutti. Olkaa hyvä, Ignacio. Presidente. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon saadaksemme kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi raskaissa hyötyä. Ja kiitän myös niitä, jotka ovat tehneet työtä tämän kauden aikana muissakin aiheissa ja näin vaikuttaneet tavoitteiden saavuttamiseen. Rouva Dalli, joka juuri tuossa lähti, ansaitsee kiitoksia. Meidän täytyy leikata päästöjä. Tämän myötä parlamentti ja ryhmäni, kansanpuolue, ovat noudattaneet omia tavoitteitaan. Me emme voi sivuttaa ilmastonmuutosta, väitteetistä olisi olemassa. Meidän täytyy miettiä myös ihmisen toiminnan myrkyllisyyttä planeetalle. Minä uskon, että olemme saaneet hyvään aikaan, kun tiedemiehet ja naiset ovat soittaneet hälytyskelloja. Myös nuorten parissa on paljon saatu aikaa, mutta me emme ole välttämättä pärjänneet riittävästi hyvin, kun me pyrimme pääsemään eroon ydinvoimasta ja pääsemään kohti vihreitä. Lapset vaativat tätä. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi edustaja Kelly. Ole hyvä, Sean. Having been involved in the whole climate change agenda all during this mandate. Olen käsitellyt ilmastonmuutosta koko kauden aikana ja on hienoa osallistua tähän keskusteluun. Olen tyytyväinen edistykseen parlamentissa. Onnittelut myös komission jäsen Kanietelle, joka on johtanut meidät Pariisin sopimuksesta tähän hetkeen. Kiitos myös Bas Eichhautille, joka on ollut johtava voima tässä tällä alalla viimeisen viiden vuoden aikana. Kuten edustaja Dalli sanoi, meillä on lainsäädäntöä, tärkeä lainsäädäntö nyt jo käytössä, ja meillä on paljon tehtävää vielä päästöjen vähentämiseksi. Kun, kun talous paranee, minä ajan esimerkiksi kotoni Dublinin lentokentälle, ja Strasbourgista ajan myös Frankfurtiin ja näin paljon raskaita hyötyajoneuvoja teillä, mutta päästöjen vähentäminen ei itse asiassa vähennä ei vähennä liikenteen määrää, joten on tärkeää tehdä liikenteestä energiatehokasta, joten kyllä voimme, voimme olla kunnianhimoisempia tulevina vuosina, mutta tämä on hyvä alku. Me tarvitsemme asteittaista lähestymistapaa. Se auttaa teollisuutta ja myös ympäristöämme. Hyvää työtä. Kiitos kaikille. Kiitos kovasti. Kiitos. Näin päättyy tämä keskustelu ja puheenluettelo. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle Arjas Nietelle. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Kiitos, presidentti. Thank you, honourable members, for this uh, debate, and I would like to, to start answering. Aluksi haluan puuttua eräisiin kysymyksiin, joita, joita edustaja Ososno esitti. Hän esitti kysymyksen, että mitä tämä parlamentti on tehnyt ilmastonmuutoksen eteen. Mä sanon vastaan, että aika paljon, ja mitä Euroopan unioni on tehty ilmastonmuutoksen suhteen, aika paljon. Ennen 2020 vuotta asetimme kunnianhimoisia tavoitteita, ja 2017 oli tarkoitus sitten, me olemme vähentäneet, vähentäneet vähentäneet päästöjä, me olemme kehittäneet teknologiaa ja me olemme tehokkaita, mutta tämä parlamentti viidessä vuodessa on, on, on luonut melkoiset puitteet liikente- <clears throat> energialle ja ilmastonmuutokselle. On ollut 30 vuotta politiikassa kansallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla ja enkä muista missään että havainneeni näin tiivistä lainsäädäntötyötä, kun me olemme nähneet tässä. Minun täytyy kiittää valiokuntien puheenjohtajia, Lavia muun muassa väliä, ja kaikkia esittelijä aloittain Bas Aikoutista ystävästäni, joka on tehnyt vaikuttavaa työtä, ei pelkästään täällä, mutta on myös tehnyt elämästäni vaikeaa tämän direktiivin osalta. Ja silloin kun olemme tehneet tämän tehneet, me olemme luoneet merkittävän määrän äh, lainsäädäntöä, joka tulee äh, merkitsemään 45 äh, prosenttia vähemmän päästöjä vuonna 2030 ja 2050 sitten on vähennetty 60 prosenttia. Me olemme tehneet merkittäviä tavoita. Yksi tärkeimpiä on se, että, että saadaan myös poliittista tukea näille ehdotuksille ilmasto- ja energiapakettia 80 prosenttia tästä sisällöstä oli suotuisa ja ilmastossa 76 prosenttia. Tässä on ollut merkittävää poliittista tukea tälle lainsäädännölle, jota me olemme tehneet vuodelle 2030. Tällaista ei tapahdu kauhean usein. Tämä tarkoittaa sitä, että dialogi ja ymmärtäminen on mahdollista. Meillä on erilaisia käsityksiä, me olemme neuvotelleet ja ja niin, omalta puoleltani voin sanoa, että, että tämä oli hyvä kaava. Mä olen osallistunut 79 trilogiin. 71 trilogiin, on, niitä on ollut va- vaikeita. Se on vienyt 350 tuntia elämästäni, elämästäni. Ja haluan kiittää teitä kaikkia, koska tämä on ollut va- hienoa työtä. Ja ilman parlamentin jäsenten mukanaoloa tämä ei olisi tullut mahdollista, koska, koska, koska mar- parlamenttihan arvioi näitä komission ehdotuksia. Näinhän se peli menee. Ja tämä on tämä toimielinten tapa edetä. Ja meillä on ollut aika raskas tämä menettely, ja, joka kuitenkin merkitsee perustavanlaatuisia arvoja tulevaisuudessa. Ja tämä parlamentti, tämä parlamentti on kantanut vastuun ja tämä parlamentti ei kuitenkaan lopettanut työtään. Minä näin viimeisessä kallupeissa, että, joka 77 prosenttia mahdollisista äänestäjistä pitävät globaalin lämpenemisen tärkeänä sen suhteen, että ketä he äänestävät eurovaaleissa. Ja tämä on hyvin tärkeä juttu. Kyllä eurovaaleissa ilmasto on yksi tärkeimpiä asioita ja minä kannustan teitä tekemään kaksi asiaa. Ensinnäkin että selvittäkää eurooppalaisille, mitä me olemme tehneet tämän viiden vuoden aikana, ja sanokaa myös, mitä te haluatte tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja tämä tuo enemmän ihmisiä vaaliurnille, ja tässä saadaan laajempaa tukea seuraavalle parlamentille. Sitten me olemme seuraavan viiden vuoden, äh, viiden vuoden aikana pystymme lopettamaan, saattamaan tämän paketin päätökseen ja me teemme yhteistyötä jotta saisimme Euroopan unionista sellaisen talouden, joka ensimmäistä kertaa on, on, on ilmastosuhteen neutraali. Kiitos. Yes. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Bas Eichhout. Bas, ole hyvä. Kiitos. Ensinnäkin, kun nyt olemme niin kiitollisia kaikki, niin minäkin kiittäisin komission jäsentä Aris Kanjetta tekemästäsi työstä. Ja totta kai meillä oli omat hetkemme, jos olimme erimielisiä. Minä vietin joistakin noista tunneista sinunkin kanssa, ja täytyy kyllä sanoa, että aina kävimme hyvää vuoropuhelua. En mä aina ole samaa mieltä, mutta ainakin kunnioittain toinen toisiaan ja niin kuuluukin edetä. Olet aivan oikeassa. Me saimme aika paljon aikaan ilmastossa, liikkuvuudessa, energiassa, mutta ei työ siihen pääty, kuten sinäkin totesit. Kaikki ole vielä kunnossa ja ajatellen ilmastoneutraalia taloutta ja siinä Greta Thunbergkin tämän vahvasti toi esille. Siinäpä syy myös sille, miksi huomenna tai siis toukokuun vaalit liittyvät ilmastonmuutokseen. Ne ovat ilmastonmuutosvaalit. Vielä tästä asiasta. Peter Lise, ai siellähän sinä olet. Kiitos, että palasit, koska minä voin vastata sinulle, mitä me parlamentissa teimme vielä paremmin Kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin 2030 tavoite on sitova oikeudellisesti, niin ei ollut ensimmäisessä ehdotuksessa, se on tärkeää, koska se on selvä merkki, mihin suuntaan mennä. Toiseksi siellä porsareikiä on tukittu myös, jos ajatellaan superbonuksia, koska nyt siellä on vertailuarvot näille vähäpäästöisille ja päästöttömänä ja sitten, ja sitten myös tien päällä mitataan nämä vaikutukset, että se ei ole vain paperilla, sekin on tärkeää ja sinä sen nyt tiedät dieselketin jälkiltä. Siinä on kolme tekijää, jotka ovat niin tärkeitä, paljon muuta, teknistä kohennusta, tarkistuslausekia ja niin päin pois ja niin edelleen, mutta nämä kolme asiaa antavat selvän merkin sijoittajille, valmistajille, että tulevaisuudessa halutaan vähäpäästöisiä päästöttömiä ajoneuvoja, että jos nykytekniikka jatketaan, niin se ei riitä ja se on tärkeää myös verrattuna alkuperäisen ehdotukseen. Tämä vastasin sinulle. Kiitoksia kovasti. Odotan mielenkiinnolla huomista äänestystä ja katsotaan, mitä sen ehkä vielä voidaan tehdä. Ajatelen syskystä, syyskuista YK-kokousta New Yorkissa. Minä uskon, että EU lisää myös omaa panostaan, kun New Yorkiin mennään komission jäsen siellä rukoilee. Minäpä rukoilen hänen kanssaan. Thank you very much. Grazie mille. Kiitos, kiitos kovasti. Ja näin keskustelu päättyy. se toimitetaan huomenna. L'ordine del giorno. Esityslistan mukaan meillä on Andrei Gzipin mietintö puhtaiden energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Puheenvuorossa välittömästi edustaja Grzyb. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet. Nyt puhumme puhtaiden ajoneuvojen edistämisestä. Miksi me tarvitsemme tätä direktiiviä? tämä aloite tulee komission ehdotuksesta. Voimme tehdä lyhyen yhteenvedon. Kaksi kolmasosaa savusumusta tulee tieliikenteestä. Tästä syystä me tarvitsemme puhtaampia ajoneuvoja, linja-autoja ja kuorma-autoja, mutta me tarvitsemme myös erityisvälineistöä, jotka mahdollistavat tämän ylipäänsä. Euroopan teollisuus on tästä antanut viestejä, että se haluaa myös tavoittaa, saavuttaa tavoitteet. Me olemme nyt nämä tavoitteet määritelleet ja meidän pitää huolehtia siitä, että nämä kunnianhimoiset tavoitteet myös saavutetaan kuntien pitää nämä tavoitteet saavuttaa ja totta kai tästä on tiedotettava kunnolla. Tästä syystä on tärkeää, että me tuemme myös budjetista asiaa ja että myös hankinta kustannuksiin annetaan tukea tätä on sopeutettava eri jäsenvaltion eri mahdollisuuksiin. Toivomme, että nämä puhtaat ajoneuvot voidaan ottaa laajemminkin käyttöön. Me tiedämme että kuitenkin, että 100 prosenttia hankinnoista e, ei voida ei voi tulla saavutetuksi, mutta on hybridiajoneuvoja esimerkiksi, joita voidaan käyttää. Kunnat ovat sanoneet meille, että olisi hyvä, jos me, meillä olisi joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja infrastruktuurin rakentamisen. Me halusimme varmistaa, että on joustavuutta vähäpäästöisille ajoneuvoille. Halusimme linjata puhtaan ajoneuvon määritelmän direktiiviin vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja olen iloinen, että komissio on ollut avoin tälle ehdotukselle. Direktiivissä on kyse raskaista hyötyajoneuvoista, mutta ymmärrämme kyllä, että tämä vaikuttaa linja-autoihin ja linja-autoliikenteeseen. Tässä on nimittäin kyse julkisista hankinnoista, joten nämäkin kuuluvat soveltamisalaan. Samalla meidän pitää pitää mielessä, että linja-autovalmistajilla on paras teknologia. EU-sta me voimme nähdä, että on tiettyjä teolli, teollisuuden johtavia yrityksiä, jotka voivat kilpailla maailmanlaajuisesti. Solaris esimerkiksi Länsi-Puolasta, minä itse tulen tuolta alueelta, se tuottaa päästöttömiä ja vetyvoimalla kulkevia linja-autoja ja sillä on erittäin paljon ostajia. Toivon, Toivomme, että päästötön teknologia, esimerkiksi bioetaani, etanoli ja muut auttavat siinä, että voimme siirtyä päästöttömyyteen ja parempaan ilmanlaatuun. Biokaasu esimerkiksi tulee tulevaisuudessa paremmin käyttöön ja tämä mainitaan minun ehdotuksestani tämän toinen neuvotteluissa esille. Ja tämä on tärkeää myös kiertotalouden yhteydessä. Me myös ymmärsimme, että olemme ymmärtäneet, että uusi teknologia paranee entisestään, mutta uusi teknologia on myös ympäristöhaaste. Joskus valmistuksella on suuretkin ympäristö, ympäristövaikutukset, joten meidän on luotava batterie, akkujen parempia valmistusteknologioita, jotta akut voidaan käyttää uudelleen ja sitten käytön jälkeen myös kierrättää. Käytetyn materiaalin pitäisi koostua vielä vähemmissä määrin harvinaisesta maametalleista, joten tämä on siis haaste myös eurooppalaiselle, eurooppalaiselle teollisuudelle, nimittäin puhtaat akut. Meidän on EUn varmistettava se, että teollisuutemme on hinnan, mutta myös teknologian kannalta kilpailukykyinen. Meidän on luotava työpaikkoja ja huolehtiva siitä, että julkiset varat käytetään viisaasti eurooppalaisen teollisuuden kehittämiseen. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille varjoesittelijöille myös. Meillä on ollut erimielisyytemme, mutta olemme saaneet aikaiseksi hyviä kompromisseja. Minäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota. Euroopan komissio on ollut keskeisessä roolissa tietyissä vaiheissa. Kiitos myös Romanian puheenjohtajakaudelle. On hienoa, että saimme aikaiseksi haluamamme tällä vaalikaudella. Kiitoksia. Sitten komission puolesta komission jäsen Violeta Bulge. Olkaa hyvä, komission jäsen. Honorable members, puhemies, arvoisat jäsenet, komissio pitää hyvänä tämän päivän mahdollisuutta voida keskustella herra äh, Gripsin äh, mietinnöstä ja haluan kiittää häntä ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Ei pelkästään tässä asiassa, mutta tässä pitkässä prosessissa, niin kuin sanoitte, äh, prosessi ei ollut, eivät ollut aina helppo, mutta, mutta eteenpäin päästiin. Tämän sitoumuksen ja määrätietoisuuden ansiosta kaikki kolme lainsäätäjää me saimme hyvän johtopäätöksen tässä asiassa. Puhdas liikkuvuuspaketti, ja tässä liikennesektorilla on merkittävä osa, kun ajatellaan hiilen käytön vähentämistä Euroopassa. Erityisesti linja-autosektorilla julkiset hankinnat ovat 70 prosenttia markkinoista – ja se, että äh, kun julkiset hankinnat mobilisoidaan ja, ja käytetään puhdasta teknologiaa, puhdasta äh, puhtaita ajoneuvoja, niin silloin voidaan ottaa äh, merkittävä askel kohti, kohti päästötöntä liikkuvuutta. Ja trilogissa 11. helmikuuta saatiin hyvä kompromissi aikaan eri näkemysten välillä ja siinä saatiin sopiva kunnianhimoisuuden taso – ja riittävää joustavuutta täytäntöönpanossa niin, että direktiivin tavoitteisiin päästään ilman liiallista hallinnoista taakkaa julkishallinnossa. Hallinnossa. Tämän direktiivin hyväksymisen myötä me me asetamme kansalliset minimitavoitteet julkisille hallinnoille, mukaan lukien erityistavoitteet päästöttömille bus-linja-autoille. Olen luottavainen, että sopimus, äh, joka saatiin aikaan trilogissa, äh, asettaa selkeät ja realistiset, äh, mutta kuitenkin kunnianhimoiset kansalliset tavoitteet. Siinä myös turvataan täysin joustavuus jäsenvaltioiden tasolla tässä sallitaan kustannustehokkaasta täytäntöönpanoa, joka ei aiheuta liiallista taakkaa yksittäisille julkishallinnon viranomaisille. Monet meidän kaupungeistamme, Amsterdam, Berliini, Pariisi, Varsova, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana ja München muiden muassa, mutta on muitakin, ovat te, ottaneet jo, tehneet jo vapaaehtoisia sitoumuksia mennäkseen sen yli, mitä, me, mitä direktiivissä vaaditaan ja me tulemme nyt auttamaan muita kaupunkeja seuraamaan näiden esimerkkiä. Sitten tässä myös laajennetaan direktiivin soveltamisalaa äh, äh, julkis, äh, julkisissa hankinnoissa, kun esimerkiksi on kysymys liisaamisesta tai vuokraamisesta. Tämä varmistaa sen, että direktiivi paremmin heijastelee nykyistä käytäntöä julkisissa hankinnoissa ja se auttaa pääsemään se ottaa myös saamaan aikaan vaikutusta markkinoilla. Ja tämä antaa meille selkeät, antaa selkeät signaalit markkinoille ja, ja se antaa myös julkishallinnolle, valmistajille ja investo, sijoittajille paremmat mahdollisuudet suunnitella päästötöntä liikennettä tulevaisuudessa. Ja tämä on tärkeä askel kohti hiilenkäytön käytön vähentämistä meidän liikkuvuudessamme ja kohti selkeästi määriteltyä, määriteltyä päästöttömyyttä vuoteen 2020. Kiitos paljon. Kiitos. Parahin komission jäseniä nyt liikennevaliokunnan puolesta edustaja Deli, no jota en näe täällä. Ehkä mahdollisesti tulee myöhemmin ja kuulemme myöhemmin puheenvuoron. Ja sitten ryhmien puolesta kansanpuolue ensin, edustaja Piipper, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, ympäristön suojelu onnistuu siten, että sitovin tavoittein rajoitetaan päästeitä näin voidaan siis tästä energiaa ja konkreettisella lainsäädännöllä me esimerkiksi päästökaupassa, ekodesignissa ja muissa sääntelemme asiaa. Kun varmuus on saatu aikaiseksi, niin kyllä silloin mekin puolamme eurooppalaisia sääntöjä, mutta emme saa mennä liiaksi yksityiskohtiin. Emme myöskään saa liiallisesti säännellä kuntien toimintaa näillä säännöillä me olemme valitettavasti nyt antaneet vääränlaisen pääsiäislahjan kunnille ympäristösuojelutavoitteet kunnallisille julkisille hankinnoille. Tämä menee kyllä liian pitkälle. Miten pitkälle EU on nyt äh, etääntynyt äh, todellisuudesta paikan päällä kyllä meidän pitäisi kaupungeille ja kunnille jättää päätökset julkisesta hankinnoista, julkisesta liikennestä, eikä tätä pitäisi keskityisesti Brysselissä säännellä. Kyllä, tuolla kotopuolessa aivan oikeutetusti ollaan harmissaan siitä, että EU tässä liiaksi yksityiskohtia sääntelee sen sijaan, että, sen sijaan, että sääntelisi vain puitteet. Suuri osa EPP-ryhmästä tulee siksi hylkäämään tämän ehdotuksen. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmän puolesta Edustaja Dans, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos. Puhemies, kiitos kovasti. Minä esittäisin kiitoksen herra Grisipille ja komission jäsenelle ja myös neuvostollekin, joka nyt ei ole paikalla, hyvästä työstä. Herra Grisip, te olette ollut reilu esittelijä. Tarkoitan ihan vilpittömästi tätä. Te veditte neuvotteluja eri ryhmien kesken varsin hyvin ja onnittelut siitä. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, miksi meidät tänne on valittu, kun halutaan puuttua ilmastonmuutokseen, lisätä ponnisteluja siinä ja lisätä toimintaa, jos halutaan puhdistaa ajoneuvoja teillämme. Totta kai se on kaikkein suurimpia päästäjiä ja syitä myös kaupunkien huono ilmanlaatuun. ja monia kansalaisia. Julkisten hankintojen osuus on noin 14 prosenttia pelkästään BKT ja 75 prosenttia uusista bussirekisteröinneistä. Ja se on arvokasta työtä, mitä täällä me teemme yhdessä, että tarvitaan rahaa puhtaille ajoneuvolle, jotka tuottavat julkista hyvää, auttavat jäsenvaltioita pääsemään ilmasto- ja energiatavoitteisiinsa. 2030 mennessä 65 prosenttia busseista on oltava puhtaita direktiivin ojalla. No nyt totta kai komission tehtävänä on jäsenvaltioiden rinnalla varmistaa, että paikallisviranomaiset saavat voimavarat siihen. Mutta on kyllä sanottava vielä kollegalle kansanpuolueessa, me tarvitsemme tavoitetasoa. Ei voida vain istua ah, ja noja taaksepäin, että no aika vie meidät siihen. Meidän täytyy nyt tiukat päätökset tehdä. Me olemme nähneet protesteja, ei pelkästään jossakin jäsenvaltiossa, vaan kaikissa jäsenvaltioissa. Nuoret ihmiset, huolestuneet kansalaiset ovat menneet kadulle. Nyt täytyy toimia. Siksi olen ylpeä, että olemme niin tehneet. Mutta sanottakoon myös, että parlamentti, kaupungit haluavat korkeimman tavoitetason, jäsenvaltiot haraavat vastaan. Tämä on se, mitä olen oppinut viidestä vuodesta parlamentista ja toivottavasti palaan tänne. Vaikka britti nyt olekin, niin on aika hankala tilanne, mutta kuka tietää. Kiitäisin kuitenkin kaikkia. Jos tämä on viimeinen puheenvuoroni, niin olette suuremmoisia kaikkia. Teette täällä oikeita asioita. Olen kovin iloinen, että olen niin paljon oppinut teiltä. Toivottavasti voin tulla oppimaan lisää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, hyvä kollega, ja lykkyä tykö. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Demes Mäkker, puolitoista minuuttia. Markko, ole hyvä. Kiitos, eh, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, juuri äsken me keskustelimme ensimmäisestä hiilidioksidipäästönormeista raskaille hyötyajoneuvoille ja nyt me puhumme puhtaista ja energiatehokkaista ajoneuvoista. Tämä on hyvä tavoite ja tärkeä viesti, sillä viimeisessä täysistuntoäänestyksessä tällä kaudella, joka pidetään huomenna, meillä on kaksi kertaa mahdollisuus äänestää konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritetään estää ilmansaasteita ja torjua ilmastonmuutosta. Julkiset hankinnat ovat hyödyllinen väline siirtymässä vähäpäästöiseen teknologiaan. Kunnilla ja kaupungeilla on tässä esimerkillinen rooli myös oma kuntani haluaa toteuttaa kestävää julkista hankintapolitiikkaa. Me tarvitsemme tätä päätöstä taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan, mutta myös parantaaksemme ilmanlaatua. Minun puolueeni NVA pitää sitä tärkeänä, että me korostamme tässä energia, anteeksi, teknologianeutraalituota. Tässä ei ole kyse pelkästään sähköautoista, vaan hybridiautoista, vetyteknologiasta, nesteytetystä maakaasusta. Me tarvitsemme kaikkia vaihtoehtoja, jotta saamme aikaiseksi vähäpäästöisen liikkuvuuden. Kiitos kollega. Sitten Alderichman puolesta edustaja Vilva Baranikka. Kaksi minuuttia. Ole hyvä, Isaskuon. Kiitos puhemies, komission jäsen. Hyvää iltaa. Aluksi kiittäisin esittelijää ja muita varjoesittelijöitä tästä työstä. Tämä ehdotus auttaa pääsemään yhteisen tavoitteen leikata liikenteen päästöjä 20 prosenttia 2025 mennessä. Tässä on kaksi tärkeää tekijä, realismia ja selkeyttä. Molempia tarvitaan, jotta voidaan päästä teoista puheista tekoihin. Ajatellen dieselinkin vaikutuksia. Ensinnäkin voidaan leikata näitä päästöjä ja päästä päästöttömiinkin ajoneuvoihin. lisäksi saa miettiä myös sosiaalista kustannusta. Jos ajatellaan autoteollisuuden kriisiä, niin siellä on jo työpaikkoja menetetty ja niin, ettei voida autokantaa uusia, joka olisi vähemmän saastuttava kuin se olisi nyt jo korvattava. Ja meidän täytyy saada aikaan järjestäytynyt siirtymä kohti päästötöntä liikkuvuutta. Tarvitaan realismia ja ennakoitavuutta, me voi luopua näistä selkeistä tavoitteista päästä eroon päästöistä. Muissa maissa, joissa myydään ajoneuvoja, tehdään jo näin. Ennakoitavuutta ja realismia tarvitaan sekä yksityisten että ammattiväen parissa että voidaan turvallisesti investoida, investoida ja myös sitten kuolettaa nämä investoinnit. Siksi, että tässä halutaan myyntikriisiin puuttua, kannustetaan myös teollisuuspolitiikkaa, jotta voidaan siirtyä kohti päästöttömiä ajoneuvoja. Tarvitsemme myös älykästä intermodaalisuutta, jotta jokainen liikennemuoto tarjoaa parhaan panoksensa energiatehokkuudessa, ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä. Ja lopuksi vielä, kun tulee uusia käyttömahdollisuuksia näille ajoneuvoille, koska joissakin valtiossa minun maassani niin autojen keski-ikä on 8 vuodesta 2007 noussut 12,4 vuoteen toissa vuonna. Eli 62 prosenttia enemmän kymmenessä vuodessa ja lähellä 13 vuotta jo pakettiautoissa. Meidän täytyy saada uudistusta autokantaan ja totta kai tämä on kammottava uutinen sekä ympäristölle että liikenteen turvallisuuden, jos ei tähän päästä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Sitten seuraavaksi Goe Ryhmän puolesta edustaja Konechnaa. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komissaari jäsenet, tiedän, tiedätte, että olen, olen kovin eh, iloinen tästä, mutta se mikä on oikeastaan tämän sopimuksen tulos puhtaasta liikkuvuudesta, me olemme asettaneet vaatimuksia valmistajille vähentää päästöjä ja tässä se varmasti onkin tämän direktiivin teksti, jossa edistetään puhdasta energiaa. Sen oli tarkoitus aloittaa markkinat näille ajoneuvoille, mutta se oli hieman kunnianhimoinen. Tämä tuli pikkusen liian myöhään ja, ja velvoitteet sisältävät kuitenkin porsaanreikiä. Tuottajien täytyy maksaa miljardeja euroja kehittääkseen näitä uusia, näitä uusia välineitä, mutta kuka valmis maksaa, koska julkinen sektori ei ole siihen vielä valmis. Jäsenvaltiot ovat pesseet kätensä tästä ja jättivät oikeastaan taakan valmistajien kannettaviksi ja, ja tässä ei kuitenkaan päästä kunnollisiin päästövähennyksiin ja biopolttoaineet ja palmuöljy eivät olleet myöskään tyydyttävästi mukana tässä, jäivät vähän liian vähälle ja määräajat eivät ole kovinkaan tyydyttäviä. Parlamentti on myynyt kantansa liian halvalla ja tämä on oikeastaan vain, vain varjo entisestään, mitä se olisi pitänyt olla en voi tukea tätä. Kiitos kovasti. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, viimeisenä tällä kaudella, kun nyt puhun täällä, niin haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka täälläkin ovat läsnä, vaikka vähän toki nyt. Kiitos tästä suuresta mahdollisuudesta, joka minulle annoitte puolitoista vuotta sitten olla varapuhemies täällä. Olen pyrkinyt olemaan sen arvoinen, osallistumisellani ja varsinkin haluan panna koko tahtoni tähän, kuten lupasinkin, kun ehdokkaana olin, että saataisiin aikaan monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta myös varapuhemiesten osalta. Täydestä sydämestä kiitos kaikille ja totta kai toivotan menestystä kaikille, jotka vaaleihin osallistuvat, että voidaan jatkaa yhteistyötä paremman Euroopan puolesta niin, että kaikki kansalaiset voivat olla sitä ylpeitä. Kiitoksia kovasti. Sitten vihreitten puolestaan Marcellesi, puolitoista minuuttia. Flora, ole hyvä. Kiitos puhemies. Kuten eilen totesi Greta Thunberg täällä parlamentissa, täällä, me olemme nyt tulessa täällä. On kyse ilmastotulipalosta ja nyt on aikaa siirtyä sanoista tekoihin. Edelleen liikenneala on kaikkein saastuttavinta eniten päästöjä sieltä. Tänään me pyrimme nyt parantamaan tilannetta tuolla alalla kaikissa jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan 20 prosenttia julkisista neuvoista, busseista tai roska-autoista olisivat puhtaampia. Totta kai se edellyttää edistystä, mutta totta kai Greta Thunberg eilen muistutti myös, että ei kysyä pelkästään siitä, että tehdään paremmin, vaan pitää tehdä kaikki mahdollinen. Eli me tarvitsemme todellista vallankumousta liikenteen alalla ja liikkuvuudessa. Eli vallankumousta terveyden puolesta, ilmaston puolesta. Jos me olemme esimerkkejä, Valencia, Madrid muun muassa, jotka nyt ovat vetämässä tätä siirtymää kohti kestävää liikkuvuutta ilman fossiilisia polttoaineita. Madrid esimerkiksi on saanut busseja, jotka ovat sataprosenttisesti ympäristöystävällisiä, siis jo tulevana vuonna – ja siellä on pysty kohentamaan jo ilman laatua, jotta kansalaiset siellä hengittävät Madrid Central-ohjelman ansiosta. Se on oikea tie koko Euroopalle. Se on mahdollista. Kiitos. Kiitos. Herra Völken, seuraavaksi sd ryhmästä minuutti. Hyvä puhemies, kiitos julkinen liikenne Euroopassa, sen pitää olla puhtaampaa. Ympäristöystävälliset busset ja junat kulkevat pitkiä matkoja ja ne ovat ratkaisu huono ilmanlaatuun ja ruuhkiin. On hienoa, että tässä direktiivissä yritetään taata se, että julkisessa hankinnoissa annetaan hyvä esimerkki. Tämä on ennen bussien kohdalla tärkeää, sillä julkiset hankinnat kattavat 75 prosenttia markkinoista. Tässä olemme pidemmällä kuin henkilöautoissa. Vuonna 2008 jo yhdeksän 9 prosenttia tuona vuonna ostetuista busseista sähköbusseja. Vuoteen 2030 Berliini haluaa olla julkisessa liikenteessä täysin päästötön ja Osnabrykissä on paljon jo sähköbusseja. Me näemme näin, että nämä tavoitteet ovat saavutettavissa. On tärkeää myös, että me käytämme myös biokaasubusseja myös kaukoliikenteessä. Tämä direktiivi on tärkeä sekä kaupunkiliikenteelle että kaukoliikenteelle. Tässä otamme tärkeän eh, askeleen eteenpäin. Edustaja Charles seuraavaksi yksi minuutti. Tack för det. Vi står med eh, en lång række klimaproblemer. Det tror jag er blev tydligt för en Kiitoksia. Meillä on monia ilmasto-ongelmia ratkottavana ja me olemme tietenkin eilen, Greta Thunberg myös kertoi meille eilen tästä tänään, tässä on valtava ongelma, kun puhutaan ilmanlaadusta monissa Euroopan kaupungeissa. Ja tämä ehdotus äh, direktiivisti, vapaa, joka koskisi puhtaita ajoneuvoja, se on yksi askel eteenpäin. Meillä olisi voinut olla kunnianhimoisempia, mutta kuitenkin ensi, ensi kaudella tulee aset, tulemme asettamaan sitovia tavoitteita julkiselle sektorille silloin, kun ajoneuvojen on tarkoitus ostaa. Tämä on tärkeää. Se ei tietenkään yksistään ratkaise näitä ilmanlaatuongelmia eikä ilmasto-ongelmia, mutta se on yksi tekijä. Siksi direktiivi on niin tärkeä. Se vie meitä oikeaan suuntaan. Toivon tietenkin, että seuraava parlamentti on vieläkin, pystyy olemaan vieläkin kunnianhimoisempi kuin me mutta, mutta tämä on kuitenkin hyvä alku eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Kiitos sitten. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron rouva Bultzille komission puolesta. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos tästä keskustelusta. Olen todella iloinen huomatessani, että tässä parlamentissa on jatkuvaa vahvaa tukea tälle ehdotukselle. Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä todella rakentavista neuvotteluista Tämän ansiosta olemme saaneet tämän prosessin äh, aikaisessa vaiheessa päätökseen ennen kauden loppua yhdessä liikkuvuuspakettien 1, 2 ja 3 elementtien kahdessa. Tämä uudistettu direktiivi on tärkeässä roolissa, kun yritämme saavuttaa mittavat päästövähennykset liikennealalla. Niitä tarvitaan, jotta voimme kunnioittaa Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiamme ja mennä pidemmällekin. Kun tämä direktiivi hyväksytään tässä parlamentissa, tämä takaa sen, että voimme nämä tavoitteet saavuttaa aikaisessa vaiheessa jo, 2000, jo vuonna 2025. Haluaisin vielä äh, vastata kommentteihin. Ensinnäkin kunnianhimon taso. Kyllä, tämä paketti ja tämä ehdotus ovat kunnianhimoisia, mutta juuri sitä me tarvitsemmekin. Samalla tämä on realistinen ehdotus. Ehdotus vastaa myös markkinaennusteita. On tärkeää muistaa, että esimerkiksi Eurocity ja e, Euroopan kuntien verkosto ovat kirjoittaneet komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle ja tukeneet komission ehdotusta. Eli todellakin paikallistasolla ollaan valmiita näihin toimiin. Ajoneuvojen hankintakustannukset oli kyse sitten akuista tai esimerkiksi vetyteknologiasta. Nämä hankintakustannukset ovat korkeat, mutta koko eliniän kustannukset ovat lähellä tavanomaisten ajoneuvojen kustannuksia ja ne alenevat entisestään – totta kai tässä pitää ottaa myös mittakaava edut huomioon. Kustannukset siis alenevat entisestään. Me tarvitsemme tähän myös rahoitustukea. Olemme valmiita käyttämään olemassa olevia käytteitä kuin, välineitä, kuten EFSI, ESIF ja SEF-välineitä Äh, auttaaksemme siirtymistä nollapäästöiseen liikenteeseen. Haluaisin vain muistuttaa tästä välineestä, joka koskee sähköbusseja. Monet eurooppalaiset kaupungit käyttävät nyt jo tätä välinettä, joten tarvitsemme julkiselle hankinnalle selkeät puhtaiden ajoneuvojen tavoitteet. Tämä auttaa tässä koko prosessissa. Vielä lyhyelti myös teollisuudesta. Vuod- viime vuoden kesäkuussa ryhmä ABBstä, Astromista, EDFstä, Solarista, Solariksesta, Ursuksesta ja muista. Tämä ryhmä jätetti, lähetti avoimen kirjeen neuvostolle ja pyysi korkeampaa kunnianhimon tasoa kuin komission ehdotuksessa. Ja nämä yritykset varmistivat, että, vahvistivat, että ne ovat valmiita tuottamaan, joten meillä on tarjonnan puolella tässä myös valmiutta. Haluaisin vielä vahvistaa sen, mitä täällä sanottiinkin. Monet kaupungit ovat itse asiassa nyt jo menneet pidemmälle kuin nämä ehdotetut tavoit. Monet kaupungit ovat jo seuraavien viiden tai kymmenen vuoden aikana sitoutuneet käyttämään nollapäästöisiä ajoneuvoja ja monet muut kaupungit seuraavat perässä monet pienet ja keskisuuret kaupungit, kuitenkaan niillä ei välttämättä vielä ole resu, samoja resursseja kuin esimerkiksi Amsterdamilla ja Pariisilla, mutta me olemme valmiita auttamaan ja, ja yhdistämään tilauksia niin, että neuvotelluissa voidaan saada paremmat ehdot aikaiseksi Odotan innolla herra Ksiribin mietinnön hyväksymistä täysistunnossa huomenna. Tämä mietintö osoittaa jälleen kerran, että jos tunnustamme selkeän tarpeen, voimme tehdä yhdessä työtä ja tuottaa hyötyä eurooppalaisille kansalaisille yhdessä. Kyllä, olen aivan sama mieltä komission jäsen. Kiitos teidän myönteistä sanoistani ja nyt lopuksi vielä kuulemme esittelijää herra Grysipiä. Kaksi minuuttia. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos, puhemies. Me kaikki tiedämme, että sähkö on myös hyvä energialähde ajoneuvoissa. Siinä käytetään paljon primäärilähteitä. Me tiedämme myös toiseksi, että kun tuetaan tämän alan kehittämistä – puhtaita ajoneuvoja siis, niin siinä kyse on myös siitä, että tehdään muutoksia autoteollisuuteen. Tuetaan myös kansalaisia ja kaupunkia, jotka ovat törmänneet ongelmia ongelmiin sen sataamiseksi, että voidaan saada hyvää ilmanlaatua, vähentäen päästöjä. Eli me voimme ilmanlaatuakin kohentaa puhtaalla liikenteellä. Sitä ihmiset haluavat. Tästä on hyviä esimerkkejä. Puolan kaupungissa on yksi professori, joka nautti juoksemisesta. Ja kun hän nyt on juoksut monia vuosia, niin hän on todennut, että minä taidan tietää, että olen tehnyt ihan väärin, koska keuhkoni ovat nyt sairaat ja minulla on tullut ongelmia. Eli tämä oikeastaan osoittaa, kuinka paljon on kaupunkeja, joilla on ongelmia jengitysjärjestelmänsä kanssa. Ihmiset kuolevat ennenaikaisesti, eli ehkä hyvä olisi miettiä tätäkin, mitä tehdään. On yhä enemmän kaupunkeja, missä viranomaiset päättävät, että rajoitetaan ajoneuvojen pääsyä kaupunkien keskustoihin ja ainoat sallitut ajoneuvot ovat sähköautoja, Kuulin hyvin, mitä yksi jäsenistä täällä sanoi, että kun rajoitetaan jäsenvaltioita tällä tavoin, niin se kohdistuu usein juuri paikallisviranomaisiin. Kuitenkin ottaen huomioon ne yhteydet, joita minulla on ollut kaupunkeihin, alueisiin ja vaikka mihin, niin kuulemisprosessissa ennen viimeistä päätöstä tällä foorumilla pystyn näkemään, että he ovat valmiita kyllä hyväksymään laajemman määritelmän nollapäästöisistä ja puhtaista ajoneuvoista. Myös biometaani, vetyautot ja muut kuuluvat tähän luokkaan. Tämä mahto, mahdollistaa myös sen, että autot, jotka ovat markkinoilla, niihin voidaan jälkikäteen asentaa nämä puhtaat polttoainejärjestelmät ja äm, myös valmistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa tämä on tullut esiin. Suurimmin, äh, suurin osa tästä vaikutuksesta vaikuttaa nimenomaan paikallishallintoon. Ja he ovat kertoneet meille, mitä he tarvitsevat tästä uudesta tätä uudelta lainsäädännöltä. Tämä on tietenkin kompromissi kolmen toimielimen välillä, parlamenttineuvosto ja komissio tietenkin. Eli kiittäisin tässä yhteydessä kaikkia osallistuneita. Ehkä haluatte tietää sen, että Euroopan rahastot vuoden 2020 jälkeen tulevat myös noudattamaan ja tavoittelemaan tämän direktiivin tavoitteita, ja se on tärkeä kannustin myös soveltaa sitä käytännössä. Kiittäisin nyt yhteistyöstä, ei pelkästään tämän direktiivin tiimoilta, vaan kaikesta siitä, mitä te olette tehneet. Puhemies, kaikki, mitä olemme käyneet läpi täällä tämän toimikauden aikana, me emme ole aina samanmielisiä, mutta uskoimme aina siihen, että teemme jotain hyvää, tärkeää Euroopan kansalaisille. Kiitos. Thank you very much. A vitát ezennel lezárjuk, és a szavazás holnap. Suuret kiitokset tästä. Huomenna äänestämme tästä aiheesta. Hyvät kollegat, nyt haluaisin kunnioittavasti kiittää eh, Violetta Bulcia hänen työstään ja toivottaa hänelle mukava illan jatkoa ja toivotan tervetulleeksi Vera Jourovan toisena komission jäsenenä. Aiheena tulee seuraavana Tadeusz Svitkan mietintö digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla. Esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia. Szanowna Pani Przewodnicząca, Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Haluan kiittää mahdollisuudesta puhua tässä, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Meidän toimikautemme on päättymässä, mutta vielä on tärkeitä asiakirjoja, jotka pitää hyväksyä. Eurooppalaiset markkinat ja eurooppalaiset yritykset odottavat meiltä päätöksiä. Haluan heti alkuun kiittää komissaaria, komissaari Juurovaa, Teidän tiimienne haluaisin kiittää. Te olette tehneet hyvän ehdotuksen direktiiviksi ja myös lyhentäneet käsittelyaikaa. Ja niinpä on mahdollista, että me olemme rauhassa ehtineet trilogissa keskustella asiasta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat varjoesittelijöitä, varjoesittelijöinä hyvinkin aktiivisesti mukana työssä. Mistä tässä on kyse? No, tässä on kyse yhtiöoikeudesta, joka on hyvin tärkeä Euroopan markkinoilla. Ja tässä on yhtiöiden digitalisoimisesta kyse että yrityksiä voi rekisteröidä verkossa, eli internetin kautta. Ja olisi outo, on outoa, että nyt vasta näin vaalikauden jäl- jälkiosassa olemme, tai jälkipuolella olemme päässeet eh, in, eh, tietoyhteiskunnan ja digitalisoinnin eh, kanssa eteenpäin. Me olemme puhuneet tästä jo pitkään, mutta nyt todella me saamme aikaan jotain, mitä yritykset meiltä odottavat. Hyvät naisten herrat, tärkeää minun mielestäni on se, että meidän tavoitteemme oli se, että helpotetaan – yritysten toimintaa silloin, kun ne rekisteröivät, äh, rekisteröivät yrityksensä kun toimittavat asiakirjoja ja tätä voidaan myös koordinoida eri järjestelmien välillä, eri jäsenvaltioiden välillä ja tällaistahan on jo osin tehty, mutta kuitenkin siihen on liittynyt lisäkustannuksia ja, ja se on ollut aikaa syövää. On ollut oikeus epävarmuutta siitä, miten on rekisteröitynyt toiseen jäsenvaltioon. Ja kaiken kaikkiaan tämä tilanne on johtanut siihen, että että mahdollisuudet ovat markkinoilta jopa, jopa kadonneet. Eli yritykset eivät ole voineet käyttää enää tällaisia mahdollisuuksia tai ovat joutuneet esimerkiksi luopumaan sellaisista sopimuksista, jotka eivät ole, jotka eivät ole olleet mahdollisia rekisteröinnin hitauden takia. Ja nyt tämä käsittelyaika digitalisoinnin takia lyhenee viiden enimmillään kymmenen työpäivän pituiseksi. Tietysti on tiettyjä asiakirjoita ja lomakkeita, mitä pitää täyttää rekisteröintimaassa. Tietenkin kaikki asiakirjat, joita vaaditaan, pitää toimittaa. Ja meillä direktiivissä on tiettyjä varaumia, jotta voidaan mahdollisia petoksia ennaltaehkäistä – joka on hyvin tärkeää myös tässä yhteydessä. Hyvät naiset ja herrat, mistä yrityksistä tässä nyt on kyse? Minulla on tilastoja, joissa sanotaan, eli noin Euroopassa on noin 24 eh, miljoonaa yritystä, niistä on pääomaa yrityksiä 80 prosenttia ja suurin osa niistä on PK-yrityksiä jotka luovat tietysti työpaikkoja. Ja jos niiden menettelytapoja helpotetaan, niin säästetään aikaa ja rahaa ja, ja, ja myös henkilöresursseja. Joten tämä on hyvä asia. Ja tämä mietintö tähtää tähän ja, ja toivon, että tämä toimii ja tulee hyväksyttyä. Mitä tulee pääomayrityksiin, niin nyt käännyn komissaarin puoleen siinä, että kun tutkitaan asioita, kun tässä nyt on tutkittu asia, niin tähän on kulunut noin kuusikin vuotta. Ja nyt tämä jatkossa tulee koskemaan kaikkia yrityksiä. Ja yksi asia, joka vielä on tärkeä mainita, nimittäin yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Öö, ainakin tietyissä kohdin tätä direktiiviä. Esimerkiksi silloin, kun on kyseessä yritysjohdosta, e, jos joku voi ottaa e, johtoaseman tai joku voidaan nimittää johtoasemaan. Ja tässä kysymyksessä e, katsotaan myös, miten direktiivin siirtymäaikaa voidaan pidentää. Voimme tietenkin sanoa myös, että, että tämä saattaa mutkistaa asioita. Muutenkin loppukädessä uskon, että Tästä on jokaiselle jäsenvaltiolle kuitenkin hyötyä. Ainakin näin me odotamme. Jos tämä täytäntöön pannaan noin, niin nopeasti, niin uskon, että tästä tulee kaikille hyötyä. Ja myös eurooppalaiset yritykset tulevat ja yrittäjät tulevat tämän huomaamaan. Ja senpä takia toivon, että huomenna hyväksytte tämän ensimmäisen käsittelyssä. Komissaari Jurova, puhemies, huomenna astumme askeleen lähemmäksi digitaalisia yritysmarkkinoita. Ja kuten juuri esittelijä sanoi, tämä on nyt viime hetki meille tehdä niin. Tämä auttaa yrittäjiä perustamaan yrityksiä ja johtamaan niitä halvemmalla. Sähköiset rekisteröintimenettelyt saadaan kaikkiin jäsenvaltioihin ja yritykset voivat käyttää digitaalisia prosesseja ja välineitä ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös rajat ylittävästi. Yritykset säästävät rahaa ja aikaa, kun ne aloittavat uuden yrityksen tai tytäryhtiön ja voivat päivittää kaupparekisteritietoja sähköisesti. Kaikki tämä tosiaan tapahtuu vahvoilla turvallisuusstandardeilla. Haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää herra Zviefkaa ja puheenjohtajavaltiota nopeasta työstä tässä ehdotuksessa ja erinomaisesta yhteistyöstä. Komissio on tyytyväinen tulokseen. Erityisesti poliittinen sopimus direktiivisestä digitaalisista välineistä ja prosesseista sel- selkiyttää sitä, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää kansallisia järjestelmiä, ja menettelyjään ja vaatimuksiaan samaan aikaan mahdollistaen verkkoversiot esimerkiksi yritysten rekisteröitymiselle, tytäryhtiöiden rekisteröitymiselle ja asiakirjojen siirtämiselle. Petosten torjunnassa direktiivi määrittelee, missä poikkeuksellisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat vaatia fyysistä läsnäoloa menettelytavoissa. Olen myös tyytyväinen siihen, että lainsäätäjät ovat sopineet säännöistä liittyen tietojen vaihtoon siitä, miten esimerkiksi liiketoimintakielossa olevia johtajia käsitellään. Tämä on tärkeää askel kohti avoimempaa liiketoimintaympäristöä ja petosten torjuntaa. Lisää tietoa kaupparekistereistä saadaan ilmaiseksi eturyhmille, erityisesti siitä, kuka voi juridisesti edustaa yritystä. Tämä vaikuttaa siihen, että saadaan enemmän luottamusta liiketoiminnan transaktioihin ja komissio täysin tukee kompromissia, jonka lainsäätäjät ovat tehneet ja odottaa huomista äänestystä. Kiitän. Kiitoksia. Seuraavana EPP-ryhmän nimissä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Haluaisin onnitella Tadeusia tästä sopimuksesta ja tekstin lopullisesta versiosta. Tästä direktiivistä tulevat erityisesti hyötymään pk-yritykset – verkkorekisteröinnin sääntöjen puute ja eriäväisyydet jäsenvaltioiden välillä aiheuttavat turhia kuluja ja turhaa byrokratiaa niille, jotka haluavat perustaa yrityksiä toiseen, toiseen maahan tai lisätä toimintaansa yrittäjäryhtiön toiminnan kautta toisessa jäsenvaltiossa. Uudistukset tulevat helpottamaan rajoitettuun vastuun yhtiöiden rekisteröinti menettelyjä. Asiakirjat voidaan toimittaa rekisterin täysin verkossa. Verkkorekisteröinti on halvempaa. Bulgariakin on ottanut tällaisen käytännön käyttöön. Asiakirjat voidaan myös käsitellä näin nopeammin. Verkkorekisteröinti ei myöskään merkitse korkeampia kustannuksia. Tämä yhden kerran. Periaate on tärkeää. Yritys lähettää tietyt tiedot vain yhden kerran. Tämä rekisteröintimahdollisuus hyödyttää suuresti IPK-yrityksiä. Digitaaliset ratkaisut yhtiö oikeudessa mm, tuovat myös korkea petosten torjunta, mahdollisuuksia ja muita valvontatarkastusmahdollisuuksia yhtiöitä koskevat tiedot tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi ja tämä on suuri hyöty kansalaisille. Kiitoksia. Se, seuraavana Regner. SND. Eh, hyvä komissaari, hyvä esittelijä. Yhtiöoikeuden digitalisoinnin myötä yritykset voivat perustaa, perustaa uuden yrityksen alatoiminta toimittaa asiakirjoja verkossa ja myös hoitaa muita menettelyjä. Ja edellytykset ja vaatimukset kuitenkin pysyvät kansallisessa toimivallassa. Minun ryhmäni hyväksyminen ei ollut alusta asti varmaa syystä, että meille sosiaalidemokraateille on hyvin tärkeää, että varmistamme väärinkäytösten ja petosten ennaltaehkäisyn ja jos pystyy perustamaan yrityksen johonkin muun jäsenvaltion pelkää hiiren klikkauksella. Me emme halua laati, luoda tämmöistä pöytälaatikkoyhtiöitä a la carte, emmekä myös tällaista, tällaista Delaware, Euroopan Delaware-järjestelmää. Ja senpä takia kiitän esittelijää ja komissaaria ja, ja neuvottelutiimiä jotka Jytte Kuuteland ja muut, joiden nimeä en muista tänään. Nimittäin tämä tulos edellyttää niiden toimijoiden oikeustoimikelpoisuutta ja tunnistamista, jotka haluavat perustaa yrityksen. Ja sitten vaikka on täysi digitalisointi jossain jäsenvaltiossa, niin yleisen edun nimissä voidaan vaatia toimivaltaiselta viranomaiselta henkilökohtaista sitoutumusta. Se on meille tärkeää, koska tällainen verkkorekisteröinti ei saa, siitä ei saa tulla pöytälaatikkorekisteröintivälinettä. Ja tietenkin tarvitaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, eh, kun eh, on, on kaupparekisterien yhteenliittymä, kuten Brissio, ja kun sitä ryhdytään tähän täytäntöönpanemaan. On hyvin tärkeää myös, että jäsenvaltiot voivat ottaa sääntöjä jotta esimerkiksi yritysten johtoa voidaan sulkea pois. Me emme saa siirtää petoksia maasta toiseen. Yrityksien pitää pystyä käyttämään digitalisoinnin hyötyjä, mutta ei saa olla mahdollista shoppailla verkossa parasta mahdollista oikeusjärjestystä. Ja nämä identiteetin valvonta tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pitää noudattaa yhtiöjärjestystä, yhtiöoikeutta ja sitä ei saa rikkoa. Ja haluan nyt sitten onnitella näitä sprinttejä. Me olemme tähän tässä vielä toimivaltamme, toimikautemme lopussa onnistuneet saamaan tämän asian päätöksen. Kiitos. Seuraava paketti ECR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Másodpercre Dank u, voorzitter Kiitos puhemies. Flandersissa pk-yritykset ovat koko talouden selkäranka. Ne edistävät hyvinvointia ja lisäävät työpaikkoja. Tärkeä elinkeinoelämän ala ja asioita pitäisi helpottaa niille digitalisaation avulla, mutta on varmistettava, että meillä on reilu kilpailu voimassa ja että on mahdollista perustaa yritys mihin tahansa maahan. Meidän täytyy varmistaa, että yritysten rekisteröiminen on niin helppoa kuin mahdollista ja digitalisaatio on yksi tärkeä elementti siinä. Se, että voi perustaa yrityksen verkossa sähköisesti. Jotkut sanovat, että se luo mahdollisuuden petoksille, mutta Onhan muitakin keinoja taata yrityksen perustamisen turvallisuus. Voi olla sähköinen tunnistautuminen tai vaikka sitten tarkastuksia myöhemmin. Yrityksen perustaminen pitäisi tehdä yksinkertaisemmaksi. Sen pitäisi olla ei pelkästään halvempaa ja helpompaa, vaan Se voi hyödyttää taloutta vain, jos se on yksinkertaisempaa. Kiitän. És mielőtt Tadeusz Vivkának újra vissza... Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron eh, Tadeus Svifkalle esittelen keskustelun päättämiseksi. So, madam. Niin, täällä on komission puheenvuoro. Täällä on puhe, komission puheenvuoro. Like to... Kiitoksia puhemies, kiitoksia. Eh, hyvät edustajat, haluaisin kiittää näistä puheenvuorosta haluan samanaikaisesti haluaisin tietenkin kannustaa teitä kannattamaan tätä kompromissitekstiä. Tämä lainsäädäntö merkitsee sitä, että kehotamme todella siirtymään yhtiöitä EU-ssa tälle vuosisadalle. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Uskon, että tämä on erittäin hyödyllinen harjoitus. Nyt voimme aloittaa keskittymään siihen, että varmistamme sen, että täytäntöönpano tekee tästä verkkorekisteröinnistä käytännössä mahdollista mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Ennen kuin tämän keskustelun päätämme, onnittelen työstäni. Mm. Kiitos puhemies. Minäkin kiitän teitä, komissaaria. Kiitän kaikkia kollegoita käydystä keskustelusta. Mielestäni tämä on hyvä päätös pitkälle lainsäädäntöprosessille, hyvälle prosessille. Euroopan parlamentti yhtenä lainsäätäjistä pitää selvänä, että suuri enemmistö yrittäjistä Euroopassa on täysin luotettavia, rehellisiä ihmisiä, jotka eivät riko lainsäädäntöä. Me ehdotamme heille hyviä ratkaisuja helpottaakseen heidän arkielämäänsä, joka tapahtuu digitaalisena tänään. Tietysti petoksia aina tapahtuu myöskin silloin, kun perinteisesti piti rekisteröidä yrityksiä, niin ei voi kuvitella, että niitä tapahtuisi nyt sitten enemmän, kuin nämä yritykset rekisteröidään verkossa. Kiitän vielä kerran kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön merkittävästi. Tämä oli isoa sitoutunutta työtä tämän asiakirjan aikaansaamiseksi ja vetoaisin neuvostoon. Älkää odottako nyt tämän direktiivin täytäntöönpanon kanssa, koska Euroopan yrittäjät odottavat malttamattomasti näitä uusia uudenaikaisia lakeja ja haluan, että he saavat ne nopeasti. Hyvät kollegat, tähän päätämme tämän keskustelun ja äänestämme huomenna. Seuraavana Esityslistalla meillä on Evelin Regnerin mietintö aiheena rajat ylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset. Ensimmäisenä esittelijä Regner saa puheenvuoron neljä minuuttia. Kysynym Sipen. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Se, mitä me nyt olemme saavuttaneet, on virstanpylväs Nimittäin tämä direktiivi on hyvin laaja ja monimutkainen, ja tähän, tähän, tämä on verrattavissa jopa tietosuojaan. Vain viidessä ja puolessa viikossa saimme yli sama, 110 tuntia, jossa saimme nämä yhteiset, yhteisen tekstin sovittua. Ja siitä kiitän kaikkia, jotka olivat mukana komissiosta, komissaaria, varjoesittelijöitä, tiimiä ja myös neuvostoa. Meillä on nyt uutta eurooppalaista lainsäädäntöä. Yritysten li- li- liikkuvuus tulee nyt säädellyksi. Ja tässä on kysytty rajat ylittävistä yhtiömuodon muutoksista, sulautumisista ja jakautumisista. Kaikki yrity- kaikilla yrityksillä on oikeus sijoittautua toiseen jäsenvaltioon. Kyllä, minä olen AY-ihminen ja tällä mahdollistetaan myös liikkuvuus yli rajojen. Yli, yrityksillä on oikeus liikkua ja muuttaa EUn sisällä. Ja tämä, tätä äh, oikeutta ei ole koskaan säädelty. Ja tätä on nyt sitten kymmeniä vuosia äh, viety eteenpäin ja vihdoin viimein Euroopan unionin tuomioistuin lausui asiasta. Ja että ei haluta mahdollistaa tällaisia pöytälaatikkoyhtiöitä. Minusta tässä on tärkeää saavuttaa tasapaino. Tietenkin yrityksillä on oikeus, mutta kaikilla eh, sidosryhmillä, työnantajilla, työntekijöillä pitää olla kuitenkin korkea suojantaso. Me olemme saaneet nyt yhteisen nimittäjän sovittua ja Euroopan parlamentin rooli näkyy täällä tekstissä nimittäin työntekijöiden eh, suoja siinä tapauksessa, kun yritys muuttaa toiseen yhteen, maahan on nyt, on nyt varmistettu. Ja sitten tässä on myös väärinkäyttölauseke ja se, että ei käytetä tällä, tätä mahdollisuutta pöytälaatikkoyhtiöiden perustamiseen. Työntekijöillä pitää olla oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa, ja tässä on kyse myös työntekijöiden kuulemisesta ja osallistumisesta ja tämä koskee nimenomaan henkilöstön oikeuksia. Ja tässä on kyse myös konsultaatiossa kaikissa vaiheissa. Ja tämän lisäksi tulee uut, viisi uutta oikeutta työntekijöille siinä tapauksessa, kun yritys siirtyy toiseen maahan. Eli tässä pitää työntekijöillä olla selkeä tieto siitä, miten heidän työpaikalleen käy, onko joku siirtosuunnitelma ja, heiltä pitää asiasta myös pyytää kommenttia. Ja ensi kertaa työntekijöillä on oikeus saada myös vastaus kysymyksiinsä johdolta. Ja kansain, kansallisissa yritysneuvostojen, kansallisten yritysneuvostojen rinnalle tulee eurooppalainen yritysneuvosto. Ja niiden, niille pitää antaa riittävästi resursseja, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä kunnolla työntekijöiden osallistumisen suoja paranee tässä ja kaikissa tällaisissa rajat ylittävissä tapauksissa neljän vuoden suoja karanteeni tulee tämän mukana. Ja tässä on kyse myös siitä, että noudatetaan kansallisia sääntöjä. Ja tämä tämä viittaa myös LuxLeaks ja Panama Papers-paljastuksiin ja, ja muihin, jotka, jotka esimerkiksi kun työntekijöitä lähetetään kuljetus- tai rakennusalalla tämmöisiin pöytälaatikkoyhtiöihin ja käytetään oikeuksia väärin ja koitetaan löytää kaikista hyödyllisin oikeusjärjestys ja, ja, ja säästää veronmaksuja. Ja senpä takia on hyvin tärkeää, että on tällainen väärinkäyttölauseke, joka on sitova. Ja, ja niinpä voidaan hakea tällaista epäilytapauksessa tuomioistuimen päätössä. Ja tätä voidaan käyttää kaikissa rajat ylittävissä tilanteissa kun esimerkiksi ajatellaan, on, tai katsotaan, onko kansallista lainsäädäntöä tai EU-säädöksiä rikottu, tai, tai tehty tämä muutos petosmielessä. Ja Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos yritys haluaa käyttää muuttoikeuttaan väärin, esimerkiksi kiertääkseen verovelvollisuutta, niin sitä, sen, sen asettautuminen toiseen maahan on kiellettyä. Ja tämä eri, erityisesti myös jakautumistilanteessa. Väärinkäytöksiä, jos ne, jos ne saadaan selville vasta siinä vaiheessa, kun yritys on siirtynyt, niin siitä pitää seurata sanktioita. Liikkuvuutta ei saa käyttää väärin ja Tämä on hyvinkin laaja paketti ja selkeästi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, Luis de Grandes ja muita, Pascal Durand, jotka ovat tehneet kovasti työtä ja auttaneet siinä, että tämä paketti on lopultakin saatu valmiiksi. Kiitoksia. Seuraavana komission puolesta Jourval. Kiitoksia puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin aloittaa tämän puheenvuoron vähän tunteella, koska tämä on viimeinen täysistunto minulle tällä vaalikaudella. Näitä on ollut niin paljon viiden vuoden aikana. On sanottava, että olen todella tehnyt työtä monien asioiden kanssa, myös Evelyn Regnerin ja Pascal äh, de Grandisen ja monien muiden kanssa. Olen tehnyt työtä ja tunsin aina, kuinka paljon synergiaa täältä löytyy ja poliittista halua ja asiantuntijuutta ja jär, maalaisjärkiä täältä löytyi ja myös ymmärrystä sille, mikä on tarpeellista. Uskon, että tämä on erittäin hyvä esimerkki. Tämä yhtiöoikeuspaketti, tämä on hyvin kompleksi paketti kuulemani mukaan. Monet eivät uskoneet, että saamme tämän valmiiksi edes, mutta näinpä sen olemme puskeneet läpi. Nyt tämä ei ole ollut helppoa, mutta toivon, että menestyksekäs kuitenkin. Sisämarkkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia yrityksille, mutta usein yritykset eivät voi hyödyntää näitä mahdollisuuksia käytännössä. Komission ehdotuksessa vastattiin jo pitkään, pitkään parlamenttiin ja AY-järjestöjen esittämän pyyntöön koskien sääntöjä tällä alueella. Haluaisin lämmittimästi kiittää esittelijä Evelin Regneriä ja puheenjohtajan valtiota, jotka ovat olleet hyvin rakentavia ja tehokkaita tässä tärkeässä, mutta monimutkaisessa ehdotuksessa. Olen oikein iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto löysivät hyvän käytännönläheisen kompromissin, jonka kautta voidaan merkittävällä tavalla parantaa tilannetta sekä yrityksille että heidän, niiden työntekijöille. Direktiivin myötä työntekijät voivat siirtyä yhtiöt voivat siirtyä toisen maahan sisämarkkinoilla samalla kun annetaan riittävät takeet työntekijöille ja muille sidosryhmille. Tässä kontekstissa komissio pitää hyvänä tämän eh, näiden väärinkäytön estävien toimien velvoittavuutta. Tämä oli tärkeä asia Euroopan parlamentille ja monille sidosryhmille myöskin. Komissio pitää myös hyvänä näitä toimia, jotka koskevat työntekijöiden oikeuksia. Niissä on mukana monet asioista, joita on otettu esille parlamentin kannassa. Neljän viides osan kynnys neuvotteluiden aloittamisessa näissä kolmessa rajat ylittävässä operaatiossa tällaisten neuvotteluiden mm, pakollinen luonne ja velvoite su- suojella työntekijöitä, mikäli muita operaatioita tapahtuu. Tämä tarjoaa hyvin kattavan äh, takkeita koskevan paketin. Tämän lisäksi uusi artikla, joka koskee työntekijöiden kuulumista ja heidän tiedottamista, korostaa työntekijöiden oikeu- oikeutta sanoa sanansa rajat yrittäviin toimiin. Tämä oli myös parlamentille hyvin tärkeä asia. Muistan kyllä nämä eriävät mielipiteet, kun neuvottelut alkoivat komissio haluaisin en onnitella lainsäätäjä nyt löydetystä ratkaisusta. Tämä kompromissi on hyvä tasapaino ja edustaa valtavaa ja askelta eteenpäin verrattuna nykytilanteeseen. Se tarjoaa vahvan ja reilut säännöt kaikille osapuolille, jotka ovat mukana näissä rajoitettavissa operaatioissa. Samalla mm, menettely ei kuitenkaan ole liian raskas käytännössä. Tässä syystä komissio voi täysin tukea tätä kompromissia ja se odottaa huomisen äänestystä. Kiitoksia. Köszönjük szépen, biztos asszony, és ezennel megadom a... Suuret kiitokset, hyvä komission jäsen. Haluaisin antaa nyt talous- ja rahavaliokunnan edustaja Ludvigsonille puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Talousvaliokunnan esittelijänä lähtökohtani oli se, että on tärkeää ja hyvää saada oikeusvarmoja sääntöjä, jotka edistävät rajat ylittäviä mahdollisuuksia yrityksille sisämarkkinoilla. Mutta sääntökehyksen pitää myös olla sellainen, että siinä on turvallisuuslausekkeita ja e, varmistetaan, ettei sosiaalisia ehtoja poljeta, eikä pitäisi helpottaa sellaisia yrityksiä, jotka haluavat vain välttää esimerkiksi työntekijöiden e, etujen noudattamista sen vuoksi asettautua jonnekin muulle. Haluan kiittää esittelijää Evelin Regneriä ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvin tehdystä työstä neuvotteluissa ministerineuvoston kanssa. Sopimus on iso askel oikeaan suuntaan. Uudet säännöt varmistavat uusia mahdollisuuksia jäsenval- jäsenvaltion yrityksille siirtyä maasta toiseen sisämarkkinoille. Se tarjoaa myös vahvaa turvaa ja näkemystä eh, sekä osakkeen omistajille, sidosryhmille että työntekijöille. Toivon, että huomenna voimme hyväksyä tämän sopimuksen, missä on oikeudenmukaiset säännöt yrityksille sisämarkkinoilla. Se on välttämätöntä. Sen, niiden pitää varmistaa myös petosten torjunta ja eh, väärinkäytösten vastainen toiminta sisämarkkinoilla ja iso askel taistelussa, jotta saadaan aikaa kunnolliset, oikeudenmukaiset työmarkkinat ja että vältetään väärinkäytöksiä. Kiitokset. Ja takkar kollegan Ludvigsson. Och nu vill jag ge ordet åt... Kollega Ludvigsson. Nyt sitten poliittisille ryhmille puheenvuorot. Aloitan ensinnä eh, De Grandes Pasqualilla. Hyvä puhemies hyvä komission jäsen Jourova, hyvät edustajat. Aivan aluksi haluaisin kiittää tästä hienosta neuvoston työstä ja työstä, joka oli vaikeaa ja kurinalaista ja jota ystäväni ja, ja vaikkakin vastapuolen niin Regner tätä tehnyt. Olemme tukeneet tätä direktiiviä. Valiokunnassa tar- tarkoituksena on auttaa pk-yrityksien kehittämään sijoittamattomuusvapautta. Tässä on Elnalta arvattavat oikeudelliset puitteet yhä globaalimmassa maailmassa. Niitä ei kuitenkaan varanneta työntekijöiden, velkojen ja vähemmästä osakkeenomistajien tilaan nämä uudet harmonisoidut säännöt mukaan lukevat, mukaan lukevat takkeet näiden sidosryhmien suojelemiseksi Hyvät edustajat, tämän direktiivi johtuu siitä, että olisi annettava vastaus Euroopan unionin tuomioistuimen asiaan koskien sijoittautumisoikeutta, joka on myös perussopimuksen mukana ollut aina sitä mieltä, että yhdessä jäsenvaltiossa sijoittuneilla jäsen e, e, ja yrityksillä on oltava mahdollisuus siirtyä toiseen menettämättä oikeudellista henkilöllisyyttään ja näin voidaan tehdä, vaikkei tätä yhtiön muotoa kohde jäsenvaltiossa tunnisteta. Olemme ottaneet kuitenkin mukaan väärinkäyttöksen estävän lausekkeen eh, näitä rajat ylittävät operaatioita varten. Näin vältetään petokselliset eh, operaatiot, joiden tarkoituksena on vain hyväksikäyttää sisämarkkinoita. Halusin vahvasti eh, korostaa sitä, että yritysten on oikeutettava ja perusteltava todettava se, ovatko he saaneet valtion tukea. Joka päivä näemme tapauksia yrityksistä, jotka ovat saaneet valtiotukia ja lähtevät sitten pois maasta ja hyödyntävät järjestelmää ja jättävät kuitenkin työntekijät asettamiksi. Tästä meillä on kokemusta Espanjassa. Meillä on myös vahvaa jälkikäteisvalvontaa, jonka kautta voidaan varmistaa, ettei petoksia ole tehty ja voidaan validoida operaatio perusteellisen ehdotuksen kautta, joka tarjoaa riittävät suojat muillekin ryhmille sisämarkkinoille. Tulos on hyvä. Tässä ei vähennetään sijoittautumisen oikeutta, joka meillä on prioriteetti. Haluamme yhtenäisen rajattoman Euroopan. Meidän velvoitteillemme on järjestää asiat näin. Kiitos kiitos edustaja de grandes pascual ja sitten annan puheenvuoron s ryhmän puhujalle joka on edustaja mihail detjen kaksi minuuttia olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Frau... puhemies, hyvä komissaari huomenna äänestyksessä me lopetamme kestämättömän tilanteen, eli semmoinen tilanne, jossa yritys haluaa siirtää yhtiönsä toiseen maahan ilman, että mitään sääntöjä on olemassa. Ja itse asiassa on hyvin, hyvin usein eh, lähdetään sitten semmoiseen maahan, jossa on alimmat eh, palkkakustannukset ja, ja, ja vero, verokannat. Ja sen takia tarvitaan sääntöjä, jotka eh, suojelevat työntekijöitä tällaisessa uudelleenjärjestelyssä. Ja tämä on hyvin tärkeä esimerkiksi työntekijöiden osallistumisen kannalta. Olen hyvin kiitollinen kollega Regnerille tästä tärkeästä asiakirjasta, joka vaikeassa tilanteessa saatiin kuitenkin vietyä läpi. Suuri onnistuminen on se, että tämä säätelemätön tilanne saadaan nyt, saadaan nyt säädeltyä. Ja johto on velvoitettu kertomaan henkilöstölle uudelleen järjestelyjen vaikutuksista. Hyvä näin ja tämmöinen väärinkäytön eston klausuuli edellyttää sitä, että voidaan pyytää perusteita muutolle. No hyvä näin. Ja senpä takia tällaisten, voidaan estää tällaisia pöytälaatikkoyhtiöiden syntymistä jäsenvaltiot eivät yksin ole voineet tehdä tästä, tämän asian eteen mitään, mutta jos ei Eurooppaa olisi eikä tätä parlamenttia, niin jäsenvaltioiden hallitukset halusivat estää työntekijöiden lisäsuojan. Parlamentti on yli, yli puolueen rajojen saanut hyviä kompromisseja aikaiseksi ja tehnyt eh-, ehdotuksia siitä, miten saadaan työntekijöiden osallistumisoikeus ja kuulemisoikeus vähimmäisvaatimuksiin säädeltyä. Ja tietenkin kilpailun yrityksellä on kilpailun kilpailuvapaus äh, siirtyä maahan. Mutta huomenna, kun äänestämme tästä, niin tämä on hyvä äh, askel siihen suuntaan, että me säätelemme tätä asiaa. Me, äh, minä äänestän tämän puolesta, mutta tiedämme, että tarvittaisiin kehysdirektiivi työntekijöiden osallistumisoikeudelle. Ja koska tämä on viimeinen kerta, niin haluan kiittää kaikkia eurooppalaisia kollegoita siitä, niistä vuosista, joilla olemme tehneet yhteistyötä kanssa. Kiitos. Kiitokset edustaja Detsien ja hyvää jatkoa teille. Sitten annan puheenvuoron GUE-ryhmän puhujalle, joka on edustaja Martin Schirdeman. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Kiitos äh, puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitän esittelijää taistelusta, veron kiertoja ja työntekijöiden oikeuksia kiertämiseksi. Mutta kuitenkin tässä on hyvä teksti, joka parlamentista lähti trilogiin. Ja tällä hetkellä voimme kiittää neuvostoa, joka nyt ei ole paikan päällä siitä, että, että, että tietyt säännökset jopa paranivat. Ja tällä tavalla työntekijöiden tiedonsaantioikeus ja osallistumisoikeus säilytetään. Ja nyt on jo todellakin ollut tarpeen saada tällaista sääntelyä, jotta voidaan e- ennaltaehkäistä pöytälaatikkoyritysten e- syntymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että liikkuvuutta lisätään, mutta hyvin usein se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden oikeuksia poljetaan tässä tapauksessa. Ja niinpä me vasemmistossa, niin kuin kollegani, haluaisimme kehysdirektiiviä työntekijöiden kuulemis- ja osallistumisoikeuden varmistamiseksi. Kiitos. Kiitokset edustaja Shirdevan. Sitten huomaan, että edustaja Svoboda ei ole paikalla ja annan puheenvuoron edustaja Raadeville. Olkaa hyvä, teillä on puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat, olen oikein iloinen siitä, että keskustelemme tänään tästä lainsäädäntöön asiakirjasta, joka on osa EUn yhtiöoikeutta. Haluaisin osoittaa suosiota Regenerille samoin kuin komissiolle, koska se on jo ottanut vetoomuksemme korviinsa koskien tätä harmonisointia ja muutosten ja sulautumisten osalta. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että tärkein tavoite on helpottaa yritysten toimintaa ja erityisesti pk-yritysten toimintaa silloin, kun ne tekevät rajat ylittäviä sulautumisia ja muutoksia ja niin, että se voitaisiin tehdä tehokkaasti ja helposti. Tämä teksti tulee helpottamaan Euroopan yritysten toiminta-alajassa mittakaavassa tämä sääntelyllinen eh, tarkastus, harjoitus huomioiden nämä eri väärinkäytösten välttämiset ja valvonta mahdollisuudet mahdollistaa sen, että, että jäsenvaltiot voivat toimia hyvin, kun tarkoitusperät ovat petokselliset. Olemme saaneet nyt tasapainon sijoitetumisoikeuden ja oikeutettujen ja eh, etujen välillä koskien työntekijöitä, velkoja ja osakkeen omistajia. Kyllä työntekijöiden on saatava kunnolla tiedot siitä, millaisia seurauksia näistä operaatioista heille seuraa. Vähemmistöosakkeen omistajia kuluttajien oikeudet myös suojellaan ja ne, joilla ei ole äänioikeutta myöskin. Samanaikaisesti velkojat saavat hyvin selkeät takeet saatavistaan. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Radev. Ja nyt puheenvuorolista on käyty läpi. Meillä ei ole puheenvuorolistan ulkopuolisia pyydettyjä puheenvuoroja, jolloin haluaisin kutsua komissaari Jourovan käyttämään puheenvuoron komission puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President, honorable members. Kiitos. Ki- Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset puheenvuoroista ja kiitos myönteisistä kommenteista. Kiitokset teille, jotka korostitte tarvittuja sääntöjä paremmille, paremmalle yritysten liikkuvuudelle ja vahvempaa oikeusvarmuutta yrityksille. Näinhän halusimmekin. Me halusimme mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka antaa takeet väärinkäytöksille tai sille, että väärinkäytöksiä ei tapahdu, mutta takaa myös osakkeenomistajien ja työntekijöiden aseman ja takaa, että mitään postilaatikkoyrityksiä ja veron kiertoa tai verojen välttelyä ei sallita tämän lainsäädännön sisällä. Tämä oli monimutkainen työkokonaisuus ja vaati paljon asiantuntemusta ja kuten sanoin alussa paljon poliittista tahtoakin ja haluan myös kiittää ei pelkästään siitä, että teimme hyvää yhteistyötä kompromissihengessä, vaan myös työskentelimme sanotaan nyt vaikka aikapaineiden alla sitten loppu suoralla ja pystyimme saamaan tuloksen aikaan. Kiitän yhteistyöstä. Minusta yhdessä olemme tässä esittämässä hyvää tasapainoista ehdotusta. Toivon, että se huomenna tullaan sitten hyväksymään tässä talossa. Kiitän. Kiitos komissaari Jourovalle. Ja sitten vielä puheenvuoro takaisin esittelijälle. Evelyn Regner, olkaa hyvä. Äh, hmm, kiitos puhemies. Se, joka on tutustunut eurooppalaisen yhtiöoikeuteen, sen pitää olla maratonjuoksija – siellä on paljon tekivät, nimittäin niin monta vuotta olemme nyt jo käsitelleet Euroopan yhtiöoikeutta, jotta saataisiin kaikille Euroopasta hyvät vähimmäisvaatimukset. Ja me tarvitsemme laatua ja me olemme tehneet yötä päivää ihan viimeiseen täysistuntopäivään, niin kuin näette tällä vaalikaudella, taistelleet, jotta saataisiin tämä paketti nyt hyväksyttyä. Ja sen takia voin erityisesti kiittää komissaaria, ja Romanian puheenjohtajuuden neuvottelija Gabriele Fontenio ja varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet hyvin rakentavia, ja myös kaikki henkilöstöä Emilia Pelli ja Sabrina Winteriä. Haluaisin tämän viimeisen minuutin käyttää siihen, että koska me olemme saaneet jotain jaloilleen, mutta seuraava askel on se todella, että saadaan aikaan tämä kehysdirektiivi, joka olisi horisontaalinen, joka koskisi työntekijöiden kuulemisoikeutta ja osallistumisoikeutta ja tämä, tätä kuuluisaa eskalaattoria, jotta yritykset olisivat tasa, samalla, samalla puolella ja samalla arvolla alusta alkaen. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt on tästä tärkeästä asiasta keskustelu päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. voimme siirtyä eteenpäin. meillä on nyt vuorossa edustaja varapuhemies zdzislaw krasnodbskin mietintö euroopan puolustusrahastosta ja haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle. herra krasnodbski teillä on neljä minuuttia olkaa hyvä. pani przewodnicząca! No przede wszystkim... Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni kolmen trilogin jälkeen ja tuntien neuvotteluiden jälkeen olimme saaneet aikaan osittaisen sopimuksen, josta huomenna äänestetään. Tämä ei ollut mikään helppo juttu ja paljon pelkoja liittyy tähän rahastoon. Minusta nämä pelot ovat täysin perusteettomia. Nämä pelot ja ristiriidat ovat edelleenkin olemassa. Se ihmetyttää minua, koska minusta vaikuttaa siltä, että olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä eri kommentit ja argumentit, jotka tulivat kollegoilta kuten Butikofferia ja Martäniltä esimerkiksi. Pyrin ottamaan heidän argumenttinsa huomioon ja minusta vaikutti siltä, että nämä kollegat olivat pikemminkin tyytyväisiä tähän tulokseen, mutta kuitenkin nyt näyttää siltä, että he edelleen kyseenalaistavat tämän tekstin kahden asian perusteella. Yksi niistä on eettinen ja toinen taas viittaa tähän delegoidun säädöksen valintaan. Kysy, myös näiden eettisten kysymysten sääntöjen osalta koski sitä kyseenalaistaako tämä puolustusrahoitus transatlanttiset suhteemme ja Naton, joka on meidän takeita tarjoava järjestelmä. Tämä argumentti tuli lähinnä täältä täysistuntosalin vasemmalta laidalta. Toki tämän tyyppisiä ääniä kuului myös keskustasta ja oikealta puolelta. Minun mielestäni nämä argumentit ovat täysin perusteettomia. Nyt aikaan saatu kompromissi velvoittaa neuvostoa ottamaan huomioon nämä, nämä asiat, joista on neuvoteltu. Olen aivan vakuuttunut siitä, että komissio ja komission jäsen on tähän tehtyyn sopimukseen tyytyväinen. Nyt haluaisin lyhyesti mainita, missä parlamentti onnistui. Esimerkiksi Euroopan komissio tulee suoraan hallinnoimaan tätä rahastoa. Toisekseen nämä eh, tietyt teknologiat saavat erillisen budjetin. Epäsuorat kustannukset eivät ole rajattuja Tämän lisäksi on etuuskohtelua pk-yrityksille rahaston osallistumiseksi sekä myös keskikokoisille yrityksille. Tämän lisäksi eh, on tulee olemaan tiukka eettinen valvonta koskien tästä rahastosta rahoitettavia hankkeita. Olemme saavuttaneet eh, siis varsin paljon neuvostolta. Esimerkiksi jos nyt main, verrataan tätä tähän äh, sankcjami. To jest niezwykle istotne w tej sytuacji. E EIDP-rahastona olemme esimerkiksi saavuttaneet sen, että valtion hallinnassa olevat yhtiöt, joihin kohdistuu eurooppalaiset sanktiot, suljetaan pois äh, rahoituksesta – Saavutimme myös sen, että viittaus siihen, että rahastosta tuettaisiin eurooppalaista puolustusta on mukana. Minusta tämä oli tärkeää, koska rahaston tarkoituksena ei ole militarisoida Eurooppaa eikä edistää asevientiä. Kyseessä on tutkimuksen ja kehityksen tukeminen aseteollisuudessa. Olen vakuuttunut siitä, että tämän rahaston myötä voidaan saada kehitettyä laadukasta puolustusteollisuuden laitteista tutkimusta. Tämä on kaikkein tärkeintä. Sen sijaan ne tietyt asiat jäivät saamatta. Siihen liittyy tämän rahaston luonteeseenkin, kun kyseessä on delegoitu säännös siis. Näin tämä nyt vain on. Haluaisimme varmistaa, että rahasto olisi toiminnassa vuodesta 2021 alkaen. Ehkä jotakin muitakin asioita olisi syytä mainita, mutta halusin vain sanoa, että olemme säilyttäneet sen, mikä oli kaikkein tärkeintä, eli nämä vasemmista ja oikeiston argumentit eivät, eivät pysy pystyssä. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa ulkoasianvaliokunnan puolesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja David McAllister. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. arvoisa puhemies, hyvä komissaari Jevkoska. Euroopan puolustusrahasto vie meitä pitkän askeleen eteenpäin tutkimuksen yhteisyyteen ja hankintojen yhteisyyteen ja tällä tavalla mm, tehokkaammin järjestää puolustuksemme. Minä olin ulkoasian valiokunnan esittelijänä ja minulle yksi asia on erityisen tärkeä. Euroopan palautus, puolustuslahasto tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on turvallisuuskapasiteettia ja halutaan kansallisten voimien välillä enemmän yhteistyötä. Yhteen, me voimme pienentää, pienentää asehankintoja ja, ja tehokkaammin käyttää verorahoja. Tämä puolustusrahasto parantaa puolustuskykyämme ja samalla myös kansalaisten suojaa. Ja senpä takia vetoan kaikkiin kollegoihin, että huomenna äänestäisitte tämän esityksen puolesta. Kiitos eh, edustaja McAllister. Ja nyt sitten komission puolesta komissaari Bienkowska, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, Keskustelemme jälleen Euroopan puolustusrahastosta. Olen varma, että se muuttaa paljolti sitä puuttuvaa puolustusyhteistyötä, jota meiltä puuttuu siis Euroopasta. Yhteistyö on ollut tiivistä sekä äh, trilogissa että itressä ja olemme saaneet ensimmäisen käsittelyn hyväksynnän ja toivottavasti se hyväksytään huomenna äänestyksessä. Tämä on tärkeä virstanpylväs kohti puolustusunionia ja kiitän aidosti ITREN neuvottelutiimiä. Kaikki olitte hyvin omistautuneita neuvotteluille. Krasnodevski, Krostet, Rike, Martin Bütikofer ja tietenkin en unohda Herma Callisteria. Paljon kiitoksia teille kaikille. Puolustusrahasto edistää strategista autonomiaamme Euroopassa, kun tuetaan avainpuolustuskapasiteettia ja toisaalta myös tehokkuus julkisten varojen käytössä lisääntyy, kun yhteistyö lisääntyy. Puolustusrahastossa käytetään unionin budjettia teollisuuden yhteistyössä, lisätään kilpailukykyä ja lisätään puolustusteollisuuden innovaatiokykyä. Edistetään siis Euroopan teknologista autonomiaa sekä loppujen lopuksi positioidaan meidät todelliseksi turvallisuustekijäksi, ei tietenkään ristiriidassa Naton kanssa, vaan täydentäen sitä. Puolustusrahastossa on paljon tekijöitä, joiden puolesta parlamentti on taistellut. Ja mainitsisin muutamia, itse asiassa ei jo mainitsikin, mutta katson tätä nyt komission näkökulmasta. Ensinnäkin EU-sääntöjä sovelletaan. Meillä on selkeä EU-hallinto, tässä. Se oli tärkeä elementti komissiolle hallinnon suhteen, koska EU-budjettia tähän käytetään ja parlamentti tuki sitä, että komissio täytäntöönpanne rahaston suoraan. Kollektiivisesti ylläpidimme ja vahvistimme vielä sitten rahaston kelpoisuutta. Tässä rahoistetaan pelkästään EU-ssa olevia yrityksiä, joilla turvataket on voimassa niin, että tiedon saanti eikä siirretä tietoa Euroopan ulkopuolelle. Emme poissulje ketään meidän liittoutumastamme, mutta nämä ovat niitä ennakkoehtoja, miten voi osallistua puolustusrahastoon, jotta varmistetaan, että Euroopan etuja turvataan. Ja nämä ehdot ovat samantyyppisiä, jos ei identisiä niille, joita EU-yritykset joutuvat kohtaamaan, kun ne tekevät tuotekehitystä ja tutkimusta kolmansissa maissa. Kolmas asia, yhteistyö on koko asian ytimessä, rahaston ytimessä. Me kannustamme sitä tietyillä säännöillä niin, että saamme pk-yrityksiä mukaan ja sitten keskisuuria yrityksiä myös. Kysymys ei ole pelkästään puolustusjättien äh, yhteistyöstä, vaan myös pienempiä toimivia niin, että saamme myös tämän hankintaketjun puolustusteollisuudessa avoimemmaksi. Neljänneksi on tehty selväksi juridisessa tekstissä, että toimet äh, ovat yhteensopivia unionin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kanssa sekä eettisten periaatteiden kanssa, joita tässä heijastellaan. Kuten parlamentti pyysi, komissio antaa ohjeistusta eettisistä säännöistä ja asiantuntijoille myös ohjeistusta eettisten screeningien te- tekemiseen. Tässä poissuljetaan autonomiset aseet, joilla ei ole inhimillistä tekijää, ja sitten 8 prosenttia allokoidaan disruptiivisille teknologioille ja sekä komissio että parlamentti ovat samalla kannalla tästä asiasta. Uskon, että kompromissiteksti tarjoaa tyydyttävän ratkaisun ja vuotuinen työohjelma, kuten esittelijä mainitsi, tullaan hyväksymään sitten täytäntöönpanotekstissä prioriteetti alueiden lista otettiin tähän, jotta saadaan työohjelma hyvin kehystettyä ja komissio on valmis tulemaan parlamenttiin vuosittain keskustelemaan työohjelman sisällöstä. Tämä lähestymistapa, kuten tiedätte, ei ole mitenkään ainutlaatuinen puolustus alalle. On muitakin rahoitusohjelmia ja ehdotuksia, joissa käytetään täytäntöönpanevia säädöksiä. Ne on parlamentissa hyväksytty ja halusin tätä korostaa. Kiitän kiitokset komissaari biekowska ja sitten annan puheenvuoron budjettivaliokunnan nimissä edustaja alain lamassourelle olkaa hyvä teillä on minuutti. Euh, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Budjettivaliokunnan nimissä haluaisin onnitella kaikkia niitä, joiden ansiosta olemme saavuttaneet tämän osittaisen sopimuksen. Ja erityisesti haluaisin kiittää parlamentin tiimiä, jonka jäsenet täällä komissario jo mainitsi. Budjettivaliokunnan osalta tämä on kaikkein innovoiva hanke tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Jotkut meistä olemme taistelleet vuosikausia niin, että puolustus voisi hyötyä unionin budjettivaroista. Olen iloinen erityisesti siitä, että tämä sopimus antaa äh, tälle äh, ohjelman mahdollisuuden hyödyntää Invest EU-ohjelma olisi varmistettava vielä se, että tämä vahvistetaan täysistuntoäänestyksessä huomenna. Olen erittäin iloinen vahvasta poliittisesta merkistä, eh, joka koskee aiheita, joka on tärkeä asia kansanvaltioiden suvereneisuudelle. Tämä eh, on osoitus siitä, että voidaan varmistaa eh, parempi turvallisuus kaikille jäsenvaltioille pienemmin kustannuksin. kitaksi kiitokset edustaja lamassoure ja nyt epp ryhmän nimissä edustaja franoise grossette olkaa hyvä teillä on kaksi minuuttia. arvoisa puhemies hyvä komissaari hyvät kollegat Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni tässä salissa 25 vuoden jälkeen. Olen kuitenkin onnellinen siitä, että voimme puhua tässä nyt puolustusrahastosta, koska tämmöinen rahasto integroi Eurooppaa entisestään kehittämällä yhteistyötä. Ja tämä on historiallinen hetki ja käytän tilaisuutta hyväksylle ja haluan kiittää Äh, esittelijä Grandovskia ja myös komissaari Bienkovska, jotka ovat auttaneet äh, siinä, että tähän sopimukseen päätiin aika nopeasti. Monet ovat jarruttaneet tämän, te, tämän te, eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittämistä. Ja nyt alle kolmessa vuodessa ollaan saatu aikaan ihan lähes mahdottomia, joten on hyvä, että olemme rakentavia tässä ja toivon, että nämä neuvottelujen tulos tullaan hyväksymään ja seuraava parlamentti sitten antaa 13 miljardin budjetin 2021-2027 vuosille. Tässä tarvitaan resursseja, jotta voidaan hyvin innovoivia projekteja jäsenvaltioissa ja teollisuudessa kannattaa Tämä äh, rahasto vastaa kansalaisten vaatimuksen eettisesti, äh, tappajaroborttien kielto ja niin edelleen. Meillä on hyvät argumentit tiettyjen pasifisti ideologien äh, edessä, jotka eivät tällaista halua ja haluat, haluat kuitenkin turvata eurooppalaisten elämän. Tämä on kuitenkin mahdollisuus Euroopalle vahvistaa omaa auto, autonomiaan, te, tätä strategista teknologiaa, ja me tarvitsemme Euroopan unionissa uutta kapasiteettia, ja sille pitää saada riittävä rahoitus ja eurooppalaisille yrityksille sitä pitää ohjata. Tämä on strategista autonomiaa ja se on hyvin tärkeää, että muillakin aloilla avaruus, terveys, energia, elintarvikkeet, ruoka ja tietenkin sitten tämä puolustus. Meidän ma- maailmamme on etä- epävarmempi ja sen takia meidän pitää ottaa turvallisuus omin käsiimme ja sen takia Eurooppa tarvitsee hyvän puolustuksen, jotta se voi jäsenvaltioita turvata tässä maailmassa. Kiitos Rova Grostet ja saanen toivottaa teillekin hyvää jatkoa, kun kerroitte, että 25 vuoden jälkeen tämä on teidän viimeinen puheenvuoronne. Ja sitten annan puheenvuoron seuraavaksi edustaja eduard Martinille d ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. arvoisa Kiitos puhemies. Ymmärrän kyllä, että komissio ja neuvosto ovat tyytyväisiä tähän, koska tosiaan he saivat mitä halusivatkin. Ja se, että meillä ei ole delegoitua säädöstä, se voi vaikuttaa tekniseltä ongelmalta joillekin, mutta minulle se ei ole tekninen kysymys, vaan kysymys on Euroopan parlamentin kontrollimahdollisuudesta ja näiden 13 miljardin hallin, Ja se voi ehkä vaikuttaa yksityiskohdalta tai ainakin näin jotkut sen ovat esittäneet ja minä tuen kyllä niitä tarkistuksia, joita huomenna on esitetty äänestykseen artikla 7, erityisesti etiikka, ja artikla 11 esimerkiksi. Emme me voi saada pelkkää viittausta kansainväliseen lainsäädäntöön, koska se on epäselvä. Ajatellaan vaikka valkoista fosforia, jos sitä käytetään äh, millä tavalla hyvänsä, niin se menee Geneven yleissopimuksen vastaan. Ja nyt on ollut jo mm, kansainvälisen mm, komitean puolelta tuomittu Gaasassa sen käyttö. Ja tietysti tiettyjen ammusten käyttö kaupallisesti esimerkiksi Belgiassa ne on kielletty, mutta muualla niitä ei ole mainittu eikä kansainvälisessä lainsäädännössäkään. Kaikki, mitä ei ole kielletty, niin täytyy listata kaikki ne sellaiset aseet ja ammukset, joihin Eurooppa investoi. Mitä tulee sitten asevientiin, ei ole hyväksyttävää, että Euroopan parlamentti ottaa äh, neuvoston lähestymistavan, että jätetään kaikki jäsenvaltioiden harkinnan varaan. Mielestäni tässä äh, rikotaan niitä kahdeksaa äh, periaatetta vuodelta 2008 niin, että kaikki eurooppalaiset ovat kuitenkin asevientisopimuksen ratifioineet. Nämä ovat yksityiskohtia teille, mutta minusta ne ovat aika painavia seikkoja. Kiitos. Kiitokset edustaja Marttään. Ja sitten ALDE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Dominik Rikke. Teilläkin on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijäämme ja hänen tekemästään työstään. En nyt haluaisi palata tähän tekniseen sisältöön tässä hyvin tärkeässä asiakirjassa, josta komission ja esittelijä jo puhuivat. Pikemminkin poliittisesti haluaisin korostaa sitä, kuinka merkittävästä edistysaskeleesta on kysymys Euroopan unionille. Kyllä historiassa tulee tämän muistamaan. Vuodesta 1954 asti tätä on odotettu. Tuolloin puolustusunioni epäonnistui. Nyt vuonna 2019 palaamme tähän epäonnistumiseen ja ryhdymme rakentamaan tämän yhteisön ensimmäisiä peruskiviä. Näin merkittävässä aiheessa kyseessä on jäsenvaltioiden välinen luottamuksen osoitus, kun perustetaan tällainen yhteinen puolustusrahasto, jonka kautta voidaan puolustusteollisuuden kehitystä ja tutkimusta viedä eteenpäin ja tehdä mittakaavan sääntöjä, jotka ovat merkittäviä. Geopoliittinen ympäristö on yhä epävakaampi ja liittolaisemme ja Meidän on vahvistettava näin ollen turvallisuuttamme ja tämä juuri edeltää eurooppalaisia puitteita. Tämän rahaston myötä voidaan paremmin käyttää näitä, näitä välineitä. Kyseessä ei tietenkään ole vain tekninen budjettiväline, vaan kyseessä on poliittinen yh, yh, yhdistymistä edistävä väline. Trilogissa on päästy neuvotteluihin ja on päästy tuloksiin ja annettu vakuuksia. Ja voidaan ihmetellä, että näin tärkeä keä väline on saanut niin keskikertaisia resursseja. Haluaisin onnitella niitä, jotka uskovat Eurooppaan ja vahvimpaan integraation. Puolustus on eh, tässä hyvin symboliarvokas eh, asia. Meidän on lähdettävä liikkeelle, suojeltava kansalaisia ja tuettava tätä rahastoa. Huomenna meidän on luotava peruskivi eh, eurooppalaiselle puolustukselle niin, että voimme paremmin varmistaa teollisen tuotantomme ja kansalaisten turvallisuuden. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Rike. Ja sitten ähm, GUE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Marisa Matias. Äh, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kyseessä on hyvin monimutkainen aihe on aivan selvää, että nämä tällaiset miljardit budjetista puolustusrahastoon varten merkitsee sitä, että 13 miljardia jää sijoittamatta muuhun. Puolustusrahasto merkitsee sitä, että solidaarisuus, kohesio ja eh, kansalaisten elinlaatua suojaavat toimet vaihdetaan tehokkaampaan puolustusjärjestelmiin ja teknisiin eh, vaihtoehtoihin ja aseihin. Tämä on vain itse asiassa äh, äh, ikään kuin asioiden kierrätystä. Tarvitaan toki turvallisuutta Euroopassa, mutta tarvitaan työturvallisuutta, oikeuksia, julkisia palveluja, äh, turvallisuutta koskien kestävää tulevaisuutta. Mikään ei estä jäsenvaltioita tekemään sitä yhteistyötä puolustusalalla. Ei ole myös mitään, millä voidaan oikeuttaa tämän uuden budjettikohdan perustaminen. Se ei edes vastaa perussopimusten tavoitteita. Tämä on kallis ratkaisu, paljon kalliimpi kuin nämä 13 miljardia. Kiitos edustaja Matias. Sitten vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin nimissä puhuu edustaja Reinhard Bütikofer. Olkaa hyvä, teillä on kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, Frau Hyvä puhemies, hyvät kollegat ja hyvä komissaari. Se, mitä me yhdessä teemme Euroopassa yhteiselle puolustuksellemme, no sehän on tietenkin minun argumenttini lähtökohtana. Ja senpä takia puolustusrahasto voi olla hyväkin, mutta näissä neuvotteluissa emme saavuttaneet kaikkea mahdollista. Nimittäin tehottomuus ja työ jatkuu edelleenkin varustelussa me, eh, me menetimme nyt mahdollisuuden, mutta se ei johdu ensisijaisesti esittelijästä. Minä haluan kiittää häntä. Hän oli aika hyvä eh, riidan, riidanhaastaja. Oli aika hauskaakin välillä keskustella hänen kanssaan, nimittäin kun puhuimme NATO-realiteeteista. Mutta herra Rike ja Krosteet he edustavat puhtaasti Ranskan puolustusteollisuutta ja loppesivat sen puolesta. Ja nyt sitten me saimme tällaisen puolustusrahastoesityksen, jos, jonka eettiset lausekkeet ovat aika lailla vain näennäisiä. Puolustus, puolustusrahasto, joka jossa, jossa ei ole parlamentaarista valvontaa 13 miljardia sen seitsemän vuoden ajalle. Rahasto, joka tarkoittaa sitä, että me joka tapauksessa viemme enemmän puolustusvarusteita. Ja tämä oli aika lailla häpeällinen lopputulos. Mutta kuitenkin tästä oli jotain hyvää. Nimittäin rahaa ei anneta tappajarobotteille. Mutta tämä ideologia, joka on strategisen autonomian takana, jos koitetaan eurooppalaista puolustusta määritellä tällä tavalla, niin puhutaan vastoin realiteetteja. Tämä on puhdasta unelmointia. Kiitos edustaja Bytikofer. Ja sitten annan puheenvuoron ENF-ryhmän puhujalle joka on edustaja Jonathan Bullock. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madam Puhemies, jotta voimme puolustaa Euroopan kansalaisia, Junckerin komissio on valmis rahoittamaan yli kolmetoista miljardin puolustus menetelmiä, varhaisen varoituksen järjestelmiä, merivartiointia ynnä muuta. Tästä on tulossa totalitaarinen unioni, kohta myös sotilaallinen unioni. EU-komissio esittelee tämän hankkeen ikään kuin rauhan hankkeena, mutta on selvää, että EU ja sen tukijat ajattelevat nyt EUn armeijaa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kannusti eurooppalaisen armeijan perustamiseen Euroopan puolustamiseksi mikä olisikaan suurempi liittovaltioprojekti. 27 valtiota, 24 kieltä. Margaret Thatcher sanoi aikanaan, että teillä ei ole mitään rahan lähdettä muuta kuin ne rahat, joita ihmiset itse ansaitsevat hetkenä, jolloin euro on kriisissä ja tarvitaan veroleikkauksia, jotta kasvua saadaan aikaan, niin Euroopan pitäisi ottaa huomioon kansalaisten tarpeet hiilivuoto, työttömyys ja talouskasvu. Pan-eurooppalainen armeija olisi eurooppalainen katastrofi. Toisin kuin Yhdysvallat tai Venäjä, Eurooppa ei ole yhtenäinen yksi toimija. Viimeaikaiset historialliset tapahtumat, kuten tietenkin Brexit-äänestys ja sitten EU-vastainen hallitus Italiassa, eivät halua liittovaltioliikettä. Puhemies, mielestäni on epärealistista, miten tällaiset byrokraatit tekevät puolustuspäätöksiä, sodan ja rauhan päätöksiä. Kollegani ja minä vastustamme tällaisen eurooppalaisen armeijan perustamista ja toivottavasti jäsenvaltiot huomaavat, että kun annetaan lisää valtaa EU-komissiolle Brysselissä tässä puolustusalalla, niin se on iso virhe lopuksi, koska tämä on viimeinen puheeni tässä, tällä toimikaudella. Toivon, että siirrytte kauemmaksi Euroopan supervaltion ratkaise- perustamiseksi tai eurooppalaisen armeijan perustamiseksi. Siitä ei tule mitään hyvää. Toivon, että uudet MEPit kääntävät suunnan ja kunnioittavat kansallisvaltiota ja demokratiaa. Kiitos edustaja Bullock ja saanen toivottaa teillekin hyvää jatkoa sitten seuraavaksi siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja näistä ensimmäiseksi edustaja jerzy buzek puolitoista minuuttia. E, pani puhemies stawiamy na wzmocnienie europejskiej w ramach systemu sojuszu. pyrimme nyt e, vahvistamaan tätä puolustuspilaria Naton puitteissa. Tätä on korostettava. Ja meidän muistettava se, että asetteollisuudessa ei ole kyse ainoastaan turvallisuudesta, vaan myös teollisuuden kehittämisestä kaikkialla Euroopassa. Valiokuntani puheenjohtajana olen tyytyväinen Euroopan puolustuksen, mutta myös puolustusteollisuuden kehittymisestä. Kyseessä on mielestäni kolme asiaa. Ensinnäkin eurooppalaisten yritysten osallistuminen, toisekseen tutkimuksen ja kehityksen kehittäminen ja sitten rohkaisu jäsenvaltioille tekemään yhteistyötä käsi kädessä, kun näitä puolustusalan tilauksia ja tarjouksia tehdään. Kyseessä oli omas, omalla alueellani Silesiassa hyvin tärkeä argumentti. Tämän johdonmukaisuuden kautta hyvin pian voidaan saada eurooppalaisille hyötyä teknologisista ratkaisuista, joita on kehitetty oman alueeni pk-yrityksissä esimerkiksi. Haluaisin kiittää esittelijäämme edustaja Krasnodevskia siitä, että hän on johtanut neuvotteluja erittäin hyvin, vaikka neuvottelut olivat äärimmäisen vaikeat. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja edustaja Grostettia. Hän aikaisemmin oli meidän mietintämme esittelijä samasta asiasta. Kiitoksia. Kyseessä on askel oikean suuntaan doamnă președintă doamnă comisar domnule raportor încep cu dumneavoastră haluan onnitella esittelijää hyvistä neuvotteluista ja mehän näemme että että tilanne, e, tilanne on epävakaampi. Ja on, sen takia on hyvin tärkeää, että Eurooppa vahvistaa rooliaan globaalina toimijana. Ja tällainen puolustusunioni on ihan hyvä tavoite kaikille kansalaisillemme. Ja, ja se, mitä nyt olemme saaneet aikaiseksi. Ja se, miten puolustuspolitiikkaa kehitetään jatkossa, on tärkeää myös Euroopan unionin globaalin strategian kannalta. Ja nyt on lainsäädäntöehdotus, josta on hyvin neuvoteltu myös neuvoston kanssa. Ja puolustusrahasto pitäisi saada rahoitusta monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta voidaan ylläpitää tätä prioriteettia, joka on siis yhteinen puolustus. On hyvin tärkeää myös, että vähennetään puolustuksen hajanaisuutta ja, ja monipuolista, monenkertaista työtä. Tehdään tiivimpää yhteistyötä myös puolustuksen alalla. Ja lisäksi myös tämä on yleinen tavoite ja tämä on yksi minun ryhmäni avaintavoitteesta. Olemme aina halunneet parantaa ja tehostaa aseteollisuutta ja puolustusteollisuutta ja, ja että se toimii sisämarkkinoilla laajemminkin ja että tutkimusta ja rahoitusta saadaan lisää rahoitettua. Haluaisin sanoa, että on tärkeää, että jatkamme sillä tiellä, kun edistetään tämmöistä monenvälistä järjestystä. Se on myös YK peruskirjaan perustuva ja tämä on hyvin tärkeää, että meidän äh, mantereilla me voimme luottaa yhteiseen äh, äh, puolustukseen. On ollut suuri ilo tehdä työtä tässä asiassa monen kanssa. Ja täytyy sanoa, että on ollut suuri iso. Ja koska tämä on viimeinen puheeni täällä parlamentissa, niin haluan kiittää kaikkia niitä, joiden kanssa olet tehnyt työtä kaikki nämä vuodet Euroopan hyväksi. Myös Rouva Krostet me haluan kiittää teitä kaikesta yhteistyötä. Kiitos. No niin, kiitos eh, edustaja Bostinaru. Ja sitten seuraava puhuja on eh, Joao Ferreira. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 13 miljardia euroa on summa, jonka Euroopan unioni haluaa käyttää suurien yritysten nytkemisen puolustusteollisuudessa, ne jää sitten pois köyhyyden tarkennamisesta julkista palveluista, sosiaalipalveluista. Nämä rahat sitten menevät valmistautumiseen aseteollisuuden ja militaristinen aalto vain vahvistuu. Tästä se tietenkin huolestuttaa pasifisteja. Tämän lisäksi tutkimus- ja kehitys- ohjelmaa ei käytetä ainoastaan siviilitarkoituksiin, rauhanomaisiin tarkoituksiin. Ikään kuin tämä ei riittäisi. Nämä verkostot lisäävät myös puolustusalan äh, liikkumista. Se, joka ruokkii sotaa, ei voi puolustaa rauhaa. Tämä integraatio menee kansojen etua vastaan. Meidän on torjuttava tämä ehdotus ja luotava vaihtoehtoinen yhteistyömalli, joka perustuu rauhaan. Kiitos edustaja Ferreira. Nyt edustaja Bytikofer on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Ferreira? Edustaja Ferreira, haloo. <laughs> Edustaja Ferreira, minä puhun nyt teille suomea ja te hyväksytte tämän sinisen kortin edustaja Bytikoferilta. Olkaa hyvä edustaja Bytikofer, 30 sekuntia Dankeschön. Kiitos herra Ferreira. Oli aika mielenkiintoista, miten te puhutte nyt EUn militarisointia vastaan. Miten voitte selittää sen, että teidän ryhmästänne kuesta koko kuukausia kestäneissä neuvotteluissa kukaan ei kertaakaan ollut mukana neuvotteluissa keskustelemassa. Miten voitte siis uskaltaa puhua täällä militarisoinnista ja te ette ole tehneet omia kotiläksyjänne ollenkaan? Kiitos ja sitten vastaus kolme. Signor Butikoffer, vai poder confirmar amanhã que non será... Herra Butikoffer, huomenna voitte nähdä, että minun ryhmäni ei tule tukemaan tätä eurooppalaista puolustusrahastoa jonka kautta halutaan 13 miljardia investoida puolustusteollisuuteen. Ehkäpä ryhmäsin mm, äänillä se menee läpi, mutta ehkäpä koko sosiaalidemokratia ei oikeastaan tätä voi tukea. Te tiedätte kyllä, mikä on tämän talon kokoonpano, tiedätte kyllä meidän kantamme. ovat vielä toistaiseksi vähemmistössä toistaiseksi, koska onneksi ennemmin tai myöhemmin, ja sanoisin, että ennemmin tulemme tämän asevarustelun suunnan kääntämään. Tiedän, että saksalaisilla on tässä myötäsukainen historia asevarustelussa, mutta tämä on teidän puolueen asia. Edustaja Inrik Taran saa puheenvuoron, niin hänellä on minuutti. Olkaa hyvä, edustaja Taran. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Yleisesti tuen Reinhard Pytikoferia ja hänen kaukonäköisyytensä tekee minun vaikutuksen Yhdysvaltojen Kiinan suhteen erityisesti. Tänään kuitenkin on sanottava, että vaikka hän kritisoi ihan oikein ja tarkasti tätä aloitetta, niin hän on sitä mieltä, hän on sitä mieltä, että tämä puolustusrahasto on liian vähän ja liian myöhään, koska emme ole pystyneet Euroopan puolustusvoimista säätämään lakia, eli Naton pilaria, tätä pitäisi käyttää unionin puolustamiseen, kun sitä uhotaan tai sitä vastaan hyökätään. Siksi minä tuen herra Krasnodebskin mietintöä ehdollisuudesta, että vahvempia askeleita kohti tällaista yhteistä puolustusta pitää tehdä. Herra Bulokille sanoisin, no, Euroopan puolustusvoimat tulevat se puhuu englantia, valitettavasti johtuen Brexitistä. Meillä ei ole brittikomentajaa siellä mutta se on tulossa. Ja herra Ferreiralle sanoisin, että se on pikkupähkinöitä, jopa Viron budjetti on isompi kuin se. Kiitos. Kiitokset edustaja Tarand. Ja sitten edustaja varapuhemies Fabio Castaldo, olkaa hyvä, teillä on kaksi ja puoli minuuttia Grazie, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Huomenna äänestämme puolustusrahastosta. Tämä oli pitkä tie ja monimutkainen tie. Haluaisin kiittää kollega Grasnodebskia tästä. Olin yksi varjoesittelijöistä, joten olen seurannut tätä tarkkaan. Haluaisin pyytää, että parlamentti edelleen valvioisi eh, komission kanssa tämän rahaston kehittämistä huominen äänestys ei ole mikään Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisen loppuvan alku. Meidän on toimittava tässä aktiivisesti parlamentissa. Tiedän tämän kyllä. Olen kannattanut delegoituja säädöksiä enkä säädöksiä. Tämä osoittaa sen, kuinka paljon aikaa tarvittiin loppusopimukseen pääsemiseen, parlamentin on edelleen saatava äänensä kuuluviin, jotta meillä olisi todella eurooppalainen näkemys tässä rahastossa – niin ainakin kolme jäsenvaltiota olisivat aina mukana näissä tarjouskilpailuksissa. Tarkoituksena on kehittää te- teknologia- ja tutkimusta oloita. Odotamme avoimia kilpailuja ilman suoria myöntöjä. Meillä oli joitakin epäilyksiä koskien tiettyjä kriteerejä, mutta toivon, että näitä täytän pannaan ilman poliittisia pyrkimyksiä. Haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, mitä emme halua, miksi emme halua, että puolustusrahastosta tulee väline, jolla rahoitetaan kahdenvälistä yhteistyötä. Emme halua, että se rajoittaisi tai vaikeuttaisi Euroopan unionin ulkopuolisten kanssa käytävää yhteistyötä koskien tätä alaa. Emme halua, että yritysten tietotaito suljettaisiin pois tässä. Emme myöskään halua, että rahaston kautta rahoitettaisiin maassa tuhoaseita. Fast. Puhemies keskeyttää ja sanoo, että hän puhuu liian nopeasti. Della cooperazione industriale in sé positiva si voglia aprire. Haluamme avata oven mahdollisuuksille. Se ei ole puolustusrahaston tavoite. Korostamme tarvetta pitää kiinni yhteisen kannan kriteereistä koskien näitä vientejä puolustusrahasto helpottaa yhteistyötä eurooppalaisten pk-yritysten ja muiden toiminnan välillä ja parantaa turvallisuutta, puolustusta, välttää päällekkäisyyksiä. Se ei ole muita tahoja vastaan luotu rahasto, vaan, ja se mahdollistaa synergian muiden tutkijoiden toiminnan kanssa – Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että loppukäyttäjät ovat mm, sotilaamme sekä rauhan että sodan aikana. Kiitos. Thank you very much, colleague. I think this was... Paljon kiitoksia. Tämä oli aika mestarisuoritus tulkeelta kyllä, mutta kyllä heilläkin on tietty nopeusrajoitus, kuinka nopeasti sitä tulketta voidaan tuottaa. Seuraavaksi vähän hitaammin. Listalla seuraava puhuja on edustaja Mihail Gaaler. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia arvoisa puhemies ich bin froh iloinen, että me saamme nyt EUn puolestakin tällaisen viestin, että me voimme suojata kansalaisiamme. Ja tämä on tämä rahaston perustehtävä, eli parantaa turvallisuutta, ja siihen tarvitaan lisää, lisää tukea. Ja osa tästä talosta sekä vasemmalla että oikealla eivät halua torjua tätä suojaa kansalaisillemme. Ja tämä on, tämä on laiminlyönti meidän, meidän kansalaisiamme koskaan. Ja tämä on myös laiminlyönti meidän sotilaitamme vastaan, jotka EUn lipun alla ovat Somalian rannikolla ja Malissa ja muualla suojamassa eurooppalaisia oikeuksia. Ja tämä on, ovat, pystyvät olemaan kuitenkin uniformussa ja, ja kuitenkin haluavat palata terveenä kotiin. Ähm, sanani kohdistuu myös komissiolle ja neuvoston jäsenvaltioille. Teidän pitäisi nyt todistaa, että 13 miljardia tullaan käyttämään yhteiseen tutkintaan, tutkimukseen, varusteluun ja, ja kapasiteetin parantamiseen. Ja nyt täytyy jo oikeuttaa se, että tällainen tällainen nykyinen, nykyinen sotilaallinen resurssointi käytetään jatkossa paremmin. Ja tietenkin jatkossa suurprojektit, esimerkiksi ilmapuolustusjärjestelmä ja muut. Meidän pitää nyt kansalaisille saada aikaan valkoinen kirja, jossa selitetään, minkä takia tätä kaikkia tarvitaan. Ja heidän täytyy strategisesta autonomia-sanasta johtaa, että me haluamme eurooppalaista sotilaallista politiikkaa ja myös mahdollisuuksia omalle teollisuudellemme. Ja huomenna, kun äänestetään, äänestetään tästä rahastosta, niin tietenkin tämä on ensimmäinen askel. Olisi hyvä nähdä, miten Hessi, Hessenistä oleva kollegani Pulman tähän henkilökohtaisesti ottaa kantaa. Kiitokset edustaja Gaaler. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Darius Rosatille puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, tänään keskustelemme aiheesta, joka on aivan keskeinen Euroopan turvallisuuden kannalta. Julkiset markkinat, puolustusteollisuus Euroopassa on täysin hajallaan. Vain kuusitoista prosenttia ja 7 prosenttia menoista teollisuuden tutkimuksessa menee puolustuksen hankkeisiin, joihin osallistuu yli kaksi jäsenvaltiota. Kokonaismenot puolustuksen ovat yli kaksinkertaiset esimerkiksi Venäjällä, mutta huolimatta tästä tulokset esimerkiksi yhteenkäytettävyydessä, käytettävyydessä, yhteiskäytöstä meidän armeijoidemme välillä on aika keskinkertaista. Kun ajatellaan Venäjän aggressiivista politiikkaa ja sen uhkaa, esimerkiksi myöskin islamistinen fundamentalismi on merkittävä uhka ja meidän on parannettava puolustuskapasiteettiamme Euroopassa. Ja tämä on instrumentti, jonka pitäisi auttaa meitä parempiin tuloksiin. Se, mikä on keskeistä tässä, on yhteistyö. Ja yhtenäinen tutkimus ja kehitys tällä alalla. 13 miljardia on suunniteltu tälle rahastolle ja se on varmasti summa, jonka avulla voimme helpottaa yhteistyötä ja kehittää potentiaaliamme taloudellisesti ja teollisuudessa puolustusalalla. Kiinnittäisin huomiotanne tässä sitä, että käyttäisin me kaikkien jäsenvaltioiden potentiaalia, myös Puolan, jolla on iso potentiaali tällä alalla kiitokset edustaja rosati ja sitten siirrymme puheenvuorolistan ulkopuolisiin pyyntöihin ja täällä on kolme pyyntöä ne voidaan ilman muuta myöntää. ensimmäiseksi edustaja jiří pospíšil olkaa hyvä. arvoisa předsedající já jsem kiitoksia puhemies Olen kuunnellut koko tämän keskustelun hyvin tarkkaan ja aion tukea tätä ehdotusta. Minun mielestäni se on oikein hyödyllinen, niin kuin täällä on jo sanottu. Nämä investoinnit tulevat lisäämään puolustuskapasiteettia Euroopassa ja vahvistamaan Euroopan puolustusteollisuutta. Tämä on oikein myönteistä kaiken kaikkien taloudelle. Kuten sanoin, tämän tyyppiset hankkeet eivät voi kuitenkaan vaarantaa yhteistyötämme Naton kanssa – ei voi olla niin, että tämä on taas yksi vaihtoehto Natolle. Tsekin tasavallassa uskomme, että yhteistyö Naton kanssa on ehdottoman elintärkeää. Uskomme, että tämä on hyvä hanke, mutta NATO-yhteistyö on kaikkein tärkein. Kiitos edustaja Pospisil. Ja sitten edustaja Notis Marias, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 13 δισεκατομμύρια ευρώ Kiitos puhemies. 13 miljardia euroa Euroopan puolustusrahastolle. Se on vähemmän rahaa Euroopan unionin budjettiin, infrastruktuurin, koulutukseen, terveydelle, köyhyyden vastaan taistelulle. Minä uskon, että tämä raha menee isojen puolustusyritysten kassaan ne myyvät sitten aseita Saudi-Arabialle ja Turkille. Donald Trump sanoi, että laittakaa käsi taskuun puolustusalalla ja siltä nyt vaikuttaa, että tehdään. Me olemme menossa kohta militarisoituneempaa Eurooppaa ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on yhä enemmän puolustusteollisuuden yrityksiä eh, Euroopassa ja ne myyvät sitten kolmannelle maailmalle. Mielestäni meidän olisi tuettava työllisyyden ja talouden kehitystä Euroopassa. Kiitos. Kiitos edustaja Marias ja sitten vielä edustaja Dobromir Sosnieks. Olkaa hyvä. E, wbrew temu co mówi profesor krasnodębski to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej. Kiitos. No niin, tämä on askel suuntaan eurooppalaista armeijaa, Krostetta, Randrike. Voin teille sanoa, että tässä mennään lisäintegraation suuntaan. No, ehkä Saksa sadan jälkeen oli amerikkalaisten kanssa läheisissä yhteyksissä eh, ja halusi vapautua siitä ja palata Eurooppaan. Mutta mikä tämä nyt on, niin kuin, mikä järkeä tässä meille on esimerkiksi Puolassa? Mm, valvonna, valvonta oman armeijan suhteen, yhteiset harkinnat, hankinnat, yhteinen tutkimus ja kehitys ja mitä uhkaa meillä nyt on ollut. No komissiohan sanoi viime vuonna jo, mihin tällä vastataan. Mm, miten tämä tästä jatkuu? itsenäisyys tässä katoaa vai mitä? Kiitokset edustaja Sosniers ja nyt sitten voimme antaa puheenvuoron komissaarille. Komissaari Biankowska, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, haluaisin kiittää kaikista näistä huomioista ja kommentteista. Halusin todeta, että missään tapauksessa ei ollut kysy, kyseessä helppo asia sovittavaksi meille kaikille kolmelle Euroopan toimielimelle. Tämä oli vaikea pala. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia, jotka suurella omistautuneisuudella pyritte löytämään ratkaisuja näihin vaikeisiin näkökohtiin. Haluaisin niistä nyt kahdesta puhua. Ensinnäkin yhteistyö. Monet teistä viittasitte varojen määrään haluaisin vielä sanoa, että yhteistyön puute puolustussektorilla maksaa myös jotakin. 25 100 miljardia euroa vuosittain. Tämä on siis hinta siitä, että yhteistyötä puolustusteollisuudessa ei harjoiteta. Sitten asevienti, joka on myös asia, joka tuotiin täällä esille. Perussopimus on tässä hyvin selkeä, olemme tästä paljon puhuneet. Kyseessä on jäsenvaltioiden toimivalta, emmekä muuta sitä tämän asetuksen kautta millään lailla. Emme lisää asevientiä. Meidän pyrkimyksenämme on vähentää riippuvaisuuttamme kolmansista maista, eh, tällaista teknologista riippuvuutta kolmansista maista. tämä yhteistyö ja toisaalta teknologisesta riippuvuudesta pääseminen ovat tämän rahaston merkittävimmät näkökohdat. Olen aivan vakuuttunut siitä, että puolustuksesta tulee yksi Euroopan yhdentymisen koneista ja moottoreista. Puhumme edelleenkin teollisuuden, puolustusteollisuuden yhteistyöstä, emmekä mistään enemmästä, emmekä vähemmästä. Komissio on, on tyytyväinen tähän sopimukseen, johon päästiin trilogeissa. Toivon, että huominen äänestys on myönteinen ja haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja ITRE-valiokunnan puheenjohtaja herra Busekkiä. Äh, haluaisin teidätkin mainita. Äh, haluaisin todella kiittää teitä kaikkia tästä kovasta työstä. Tiedän, että tämä ei ollut helppoa, mutta uskon, että nyt on äh, tyydyttävä tulos saatu aikaan. Kiitoksia kiitos komissaari biekowska ja sitten annamme vielä esittelijälle puheenvuoron. edustaja krasnodbski olkaa hyvä. E, pani przewodnicząca! dziękuję kolegom za bardzo interesującą. kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja siitähän kävi ilmi että Olemme poliittisten ryhmien välillä jakautuneita. Täällä oli todella SND-ryhmän puhuja ja vihreissä myös on ollut jakautuneet mielipiteet. Tämä on varsin kuvaavaa. Tämä itse asiassa kuvaa sitä, millaisia eroja on maiden välillä, jotka ovat paljon pitkään eläneet rauhan aikaa, eikä heihin ole kohdistunut mitään miehityksiä. Ja sitten toisaalta on maita, kuten Baltian maat ja jotkut muut Keski- ja Itä-Euroopan maat muistavat kyllä hyvin nämä vaikeatkin ajat ja tietävät erittäin hyvin, että vaikka yhteiskunnan kehitys on ollut merkittävää ja monilla muillakin alueilla kehitys on ollut merkittävää, elämämme kuitenkin on puolustuksesta riippuvainen Euroopassa. Haluaisin vielä hyödyntää tilaisuutta ja kiittää Itävallan puheenjohtajavaltiota, erityisesti Romanian puheenjohtajavaltiota, joka on todella tehokkaasti tässä toiminut hyvin ammattitaitoisesti, vetänyt näitä neuvotteluja. Haluaisin myös hieman rauhoitella niitä, jotka vielä ovat huolissaan yhteistyöstämme Naton kanssa. Ne, jotka tulevat minun alueeltani Keski- ja Itä-Euroopasta, tietävät, että NATO juuri nimenomaan on meidän turvallisuutemme takaa, ja eikä tämä tilanne tule tästä muuttumaan. Toki haluaisimme, että muutkin maat, kuten Ranska, sitoutuisivat enemmän esimerkiksi tämän Naton itäisen puolen mm, puolustuksen. Vielä haluaisin sanoa yhden asian maanmieheni esitti kysymyksen, mikä, mitä Puola tästä hyötyy. Mielestäni tämä on Puolalle hieno mahdollisuus um, uudistaa puolustusteollisuuttamme ja tehdä yhteistyötä kärkiyritysten kanssa tällä alalla Euroopassa. Tämä on mahdollisuus kehittää perustutkimusta ja kehitystä omassa maassani ja toivon, että tämä rahaston myötä tässäkin onnistetaan. Ei voidaan hyödyntää koko Euroopan potentiaalia eikä ainoastaan tietyn alueen potentiaalia. Haluaisin vedota teihin, niin, että tukisitte tätä neuvoteltua tekstiä. Haluaisin, että jättäisitte pois kaikki tarkistukset täysistunnosta. Meillä on, meillä on näitä eh, tarkistuksia ja CP-tarkistuksia, jos ne menevät läpi, koko sopimus hajoaa siihen. Todella pyydän teitä, että luovuttaa näistä ja toimitaan näin äänestyksessä pyydän tätä niiden puolesta, joille tämä asia on tärkeä. Tämä on suuri mahdollisuus teollisuudelle, koko Euroopalle ja näin voidaan myös vahvistaa NATOa ja puolustuksen voimavarojamme. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Niitä voimme suojella elintapamme ja sivilisaatiomme Euroopassa. Kiitokset. Kiitokset esittelijälle ja nyt tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin ja meillä on seuraavaksi yhteiskeskustelu aiheesta katetut joukkolainat eh, edustajan eh, Lykke mietintö ja sitten toinen edustaja Lykke mietintö katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta. Ja aivan ensimmäiseksi annan puheenvuoron esittelijälle edustaja teillä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, äh, meine Damen und Herren. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Jokaisella äh, pääomamarkkinoilla on hyvin tärkeää että on, äh, on taattuja arvopapereita. Ja tiedämme, että arvopaperit eivät ole riittävän Eh, varmoja, varsinkin finanssikriisin jälkeen se on kaikille ilmaista. Me tiedämme, että valtion joukkovelkakirjat eivät myöskään ole riittävän katettuja. Myöskään euroalueen valtion velkakirjat eivät ole riittävästi katettuja, ja se on tässä velkakriisissäkin käynyt ilmi. Mutta me tiedämme, että meillä on tiettyjä takuita, meillä on tietyt takuut, ja se on, ja se on ikään kuin ykkönen, se on ykkösenä jo 200, siis pantit, on pantattu jo satoja vuosia ja se ei ole koskaan kärsinyt. Hyvät naiset ja herrat, tämä, se on arvopaperi, niin, joille se Euroopassa tarvitaan ja jo, joita pääomaunionissa tarvitaan. Mutta on hämmästyttävää, että nämä pantit tai niin kutsutut katetut joukkolainat eivät ole kovinkaan kehittyneitä Euroopan unionissa tähän päivään mennessä. Ja on vain muutama maa, joilla on olemassa tämmöinen perinne ja joka, jota on jo sat, kymmeniä, jopa satoja vuosia käytetty, kun taas on sellaisia maita myös EU-ssa, jo, jo, joilla ei ole tästä kokemusta. Ja, ja nyt haluttaisiin tällaista lainsäädäntöä panttien käyttämiseksi, ja sitä äh, nyt tuemme tällä direktiivillä ja asetuksella jotka täällä pyydetään hyväksymään, ja erityisesti direktiivi tiivi, jota haluaisin kiittää, koska se on ikään kuin ohjenuora näille kehittyville Euroopan unionin markkinoille, joilla panti, pantista halutaan tehdä tämmöinen arvopaperi. Ja voidaan käyttää tätä ohjenuoraa eri maiden lainsäädännön tueksi, koska tämä on ikään kuin parhaita käytäntöjä näiden katettujen joukkolainojen alalla. Me olemme tehneet paljon työtä tämän lainsäädännön taustalla, jotta saisimme parhaat käytänteet vietyä, äh, vietyä eteenpäin. Nimittäin haluamme, että tämä äh, kattava, äh, kattavat arvopaperit ovat, ovat hyviä. Ja olemme päässeet hyvään tulokseen. Nimittäin meillä on tämmöinen direktiivi, jossa on kaksi erilaista arvopaperiluokkaa. Ensinnäkin nämä niin kutsutut katetut joukkolainat, jotka ovat myös tuolla tuolla maksuvalmius, jota nyt itse asiassa yli 70 prosenttia käytetään ja jota, jota monet sijoittajat käyttävät. Sitten on tämmöinen uusi markkinasegmentti, innovatiivinen, nimittäin kasvava sellainen, ja jonka pitäisi kasvaa entisestään ja saada uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotka ovat yhtä lailla katettuja. Niitä pitäisi testata ja tutkia ja, ja, ja tuoda markkinoille kypsinä. Nämä ovat hyviä edellytyksiä sille, että nämä pankit hyväksytään Euroopan unionissa arvopapereiksi. Ja nämä ovat hyviä edellytyksiä myös sille, että tällaiset arvopaperit hyväksytään myös Euroopan ulkopuolella. Että me teemme kansainvälisiä, annamme kansainvälisiä normeja tällä rahoitusalalla. Ja me haluamme sijoittajien luottamuksen sillä, että me pidämme nämä standardit korkealla – ja toivottavasti myös saamme aikaan liikelaskijoita, äh, saamme heidät liikkeelle äh, ja, ja että he voivat hyväksyä tällaisia vastaavia vastaavia papereita niin, että meidän markkinamme ovat auki ulospäin niille, jotka haluavat tällaisia instrumentteja käyttää. Uskon, että menemme oikeaan suuntaan. Pitkä askel ja olen ollut iloinen keskusteluista ja aika pitkälti no, toivon huomenna täysistunnossa hyväksyntää ja toivon, että pääomamarkkinoilla tällainen väline tullaan, tullaan ottamaan käyttöön. Esittelijälle. Ja nyt sitten kutsun komission puolesta komissaari Elisabetta Bienkowskan puhumaan Olkaa hyvä. Katetut joukkolainat ovat vakaa ja turvallinen rahoitusmenetelmä. Ne pysyivät yllä kriisin aikana, vaikka muut lähteet kuivuivat. Toisissa maissa niitä käytetään paljon, toisissa ei juuri ollenkaan. Komission esityksessä pyritään kehittämään markkinoita edelleen ottaen huomioon hyvät käytäntöt ja korkeat standardit. Se on avain rakennus unionissa ja uudet roolit, joilla saadaan katettujen joukkolainojen uusi käyttö markkinoille niin, ettei häiritä hyvin toimivia kansallisia markkinoita. Se on tärkeää. Näin katettuja joukkolainoja voidaan laskea liikkeelle myös vähän vähemmän kehittyneillä markkinoilla. Näillä säännöillä pankit saavat turvallisen ja tehokkaan rahoituskeinon ja näin ne voivat rahoittaa sitten kotitalouksia ja yrityksiä. Potentiaaliset säännöt, säästöt voisivat olla puolitoista miljardia vuodessa säästäjille. Ilman harmonisoituja vakavaraisuussääntöjä ei voi olla rahoitusvakautta. Uusi kehys perustuu kahdelle pilarille. Ensin direktiivi, jossa on yhteinen määritelmä katetuille joukkolainoille ja siinä otetaan huomioon instrumentti ja ne korkean laadun pääomat, joita voidaan käyttää katettuihin joukkolainoihin, ja sitten tarvitaan hyvä valvonta katetulle joukkolainoille, ja näin voidaan käyttää myös tällaista Euroopan katetun joukkolainan nimikettä. Sitten vahvistetaan myös etuuspääoma kohtelu Eh, niille joukkolainoille, jotka pankit ostavat. Kuten trilogissa luvattiin ja esitettiin komission lausumassa tämän päivän säädöksen myötä, me olemme valmiita likviditeettikatto eh, suhdetta, jotta voidaan katetut joukkolainat ottaa huomioon. Ja tällä tavalla voidaan se päällekkäisyys, joka on eh, likviditeettipuskurin ja likviditeettipuskurin välillä markkinoilla. Komission julkilausuma annetaan parlamentille ennen äänestystä huomenna ja toivon, että voisin, voisimme nähdä huomenna myönteisen lopputuloksen ja kiitän teitä erityisesti siitä, mitä Lykke on tehnyt ja kaikki varjoesittelijät. Komission tavoitteet tässä ylläpidetään hyvin tehokkaan Euroopan parlamentin lähestymistavan vuoksi sen neuvottelutiimissä ja hyvän yhteistyön myötä neuvoston kanssa. Transparointi ja uudet säännöt katetuille joukkolainoille pitää saada voimaan nopeasti. Tämä mahdollistaa sen, että tämä tärkeä rahoituslähde saadaan käyttöön kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja näin voidaan edistää työllisyyttä ja kasvua Euroopan laajuisesti. Kiitän. Kiitoksia tästä Seuraavana puheenvuoro edustaja Rosati, EPP-ryhmän nimissä. Przewodniczący, szanowna pani komisarz, debatujemy dziś nad dwoma... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Teemme työtä kahden asiakirjan kanssa. Niiden, niissä luodaan uusia toimintaperiaatteita Kyseessä ovat katettut joukkolainat ja tässä pyritään rakentamaan pääomamarkkinaunionia. Olen oikein tyytyväinen siihen, että olemme saavuttaneet hyvän kompromissin. Katettut joukkolainat on tässä asiakirjassa määritelty. Ja sieltä löytyy määritelmä myös näille joukkolainoille. Tämä on tae. Meillä on myös kahden luokan joukkolainoja, eurooppalaisia joukkolainoja, jotka täyttävät äh, tietyt ehdot, ja sitten premium-joukkolainat, jotka täyttävät lisäksi toisen asetuksen vaatimukset. E, Euroopan unioni voi määritellä itse näiden omaisuuserien puolin mukaan lukien likvidit e, omaisuuserät Saimme kompromissin 8 prosenttia näistä äh, äh, takeistaan koskien luottoja. Tämän lisäksi tämän myötä asiakirjoista tulee hyvin korkealaatuisia ja varmistettuja korkealla tasolla. Haluaisin onnitella edustajan lukea erittäin hyvästä mietinnöstä ja yhteistyöstä. Tämän mietinnön osalta haluaisin kiittää myös Euroopan komissiota. Hän on ollut rakentava, se on ollut rakentavasti mukana tässä työssä haluaisin kiittää jäsenvaltiot, eh, jäseniä tämän sen ilmatarkastuksen. Kiitoksia seuraavana SND-ryhmän nimissä edustajassa kaksi minuuttia. Kiitos. Lainsäädäntöprosessin lopussa, jossa tarkoituksena on katettujen joukkolainojen markkinoiden perustaminen, aloitettiin prosessi vuonna 2017 oma-aloitteisella päätöslauselmalla, jossa lainsäädäntöpaketti laitettiin alulle. Tämä ei ollut helppoa, koska jokaisessa maassa katetut joukkolainat ovat kehittyneet eri tavalla. Ne ovat rahoitusinstrumentti, joita on käytetty pitkään jo Euroopan kansallisilla markkinoilla. Ja vaikka ne ovat eh, kehittyneet kansallisilla markkinoilla, kuitenkin rajat ylittäviä transaktioita on olemassa Saksassa ja eh, Tanskassa. Niitä pidetään tärkeinä investointikeinoina. Maltalla niitä ei juuri käytetä ollenkaan. Kuitenkin meillä pitää olla hyvä eurooppalainen puitteisto osana pääomamarkkinaunionia katetuille joukkolainoille. Jos se olisi tällainen yksikoko sopii kaikille, se on aina houkuttavaa Brysselin ja Strasbourgin näkökulmasta, on yksi vaihtoehto, vai pitäisikö tässä hyväksyä erilaisia menettelyjä, joita kansallisilla markkinoilla on käytetty jo pitkään? Minä tuen enemmän tätä erilaistettujen mallien lähestymistapaa niin, että kansallisen, kansallisten mallien käyttö on hyvä. Eurooppalainen kehys voidaan kuitenkin kehittää, jotta voidaan asteittaisesti lähestyä ja ottaa samat käytöt ja menettelyt käyttöön. Kompromissitekstossa on vastattu tähän haasteeseen. Siinä on paljon elementtejä Ekon mietinnöstä vuodelta 2018 ja siinä korjataan asioita, jotka olisivat olleet ongelma SFT-ryhmälle. Tekstissä edistetään lähestymistä, lähentymistä Euroopan tasolla ja lisää investoijien suojaa sekä avoimuutta ja vältetään sitä, että hyvin toimivat katettujen joukkolainojen markkinat – toimivat edelleen kansallisesti. Minä puollan vahvasti tätä esitystä, joka meillä on edessämme tänään. Kiitän. E, e Kiitoksia tästä. Seuraavana ECR-ryhmän nimissä edustaja Maria, olkaa How much time I have, Mr. Kuinka paljon minulla on aikaa, puhemies? Minuutti, mä pan puhtori minuutti. One minute set is... Thank you. Puolitoista minuuttia. Thank you. Kirja Proedre, Hyvä, kiitos. Kreikassa ja Euroopassa ollaan hyvin skeptisiä tällaisten joukkolainojen osalta. Valtion joukkolainat eivät, ovat, ovat kaatuneet ja, ja, ja ne eivät menestyneet. Ja Kreikan kansalaiset usko, uskovat, varsinkin piensijoittajat, eläkeläiset, jotka ovat kreikkalaisiin valtionvelkakirjoihin sijoittaneet – ja PSin jälkeen oli euroryhmän päätös, joka tarkoitti, että näistä joukkolainoista syötiin 53 prosenttia. Ja moni eivät enää pysty ostamaan omia lääkkeitään, koska olivat menettäneet niin paljon näissä sijoituksissa. Joten tämä koko korttitalo kaatui ja senpä takia tällaisia joukkoja joukkolainoja kohtaan on suurta epäluottamusta. Ja niin kuin herra Lykkö sanoi omassa mietinnössään, niin tämä asetus ja direktiivi koittavat nyt saada aikaan turvaa, jotta sijoittajat pitäisivät niitä turvallisena ja ostaisivat niitä. Ja, ja tämä voisi toimia välineenä luoda yhteiset markkinat ja ja, ja houkuttelisi paljon sijoittajia. Kuitenkin pitää olla varovaisia sen suhteen, miten tällaiset takuut toteutetaan, että ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, että nämäkin joukkolainat sitten romahtavat. Kaikki riippuu siitä, miten markkinat toimivat. Jos joku kriisi taas iskee, niin mm, mahtavatko nämä joukkolainat pysyä pystyssä? Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Nadgdal ei olekaan paikalla, joten annan puheenvuoron edustaja Gerhollille. Olkaa hyvä. Eh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä, hyvä Bernd. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijöitä siitä, että he ovat löytäneet tasapainoisen lähestymistavan ja käytännönläheisen sellaisen. Tämä sopimus joka koskee näitä joukko, katettuja joukkolainoja, liittyy pääomamarkkinoinnin vahvistamiseen. On hyvin tärkeää, ettei menetetä näkö, näkö, piiristä näitä tavoitteita, kun näitä lakeja hyväksytään. Kyseessä on lähinnä se, että tuetaan reaalitaloutta. On totta, että pyrimme antamaan pankeille rahoituslähteen, joka olisi pitkäaikainen ja jonka kautta tähän tavoitteeseen päästään. Kuitenkin meidän olisi pidettävä todella varamme niin, että emme höllennä pankkien sääntelypuitteita. ilman, että kuitenkaan rahoituksen saanti parantuisi pankeille tai yksilöille ja toiseksi siitä saattaisi tulla myös riskejä, jotka kyseenalaistaa tulokset pitkällä aikavälillä. Neuvotteluiden tulokset ovat huomattavat. Niiden avulla on, mahdollistetaan se, että ne maat, joissa tällaisia markkinoita ei vielä ole, voivat suosia tällaisen välineen käyttöä, joka on varmistettavissa olevia ja vakaa myös kriisin aikoina, niin kuin Lukke totesi muun tyyppiset välineet, kuten eurooppalainen taattu väline, tästäkin voidaan vielä keskustella enemmän. Tämä on viimeinen puheaikani täällä parlamentissa ja haluaisinkin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille oikein siunattua pääsiäistä. Pani Beres, proszę, jedna minuutta. Kiitoksia sitten edustaja Beres, yksi minuutti. Monsieur le Président, Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Tämä vähimmäisvaatimustaso, joka noisi eurooppalaisen lainsäädännön, on tervetullut antaa mahdollisuuden tällaista rahoitusvälinettä kehittää, joka parantaisi myös pääomamarkkinoita ja ne, että ne ovat katettuja, niin se tarkoittaa sitä, että pankit saattavat vaikeassakin tilanteessa laskea liike, liikkeelle joko launoja, kuten 2008 kriisin aikana. Näissä teksteissä otetaan huomioon myös jokaisen kansallisen obligaatiomarkkinan tilanne, esimerkiksi se, että voidaan tämmöisiä erilaisia katepooleja käyttää eri maissa kiinteistöjen ja lainojen osalta eri maissa tätä on jo käytössä ja, ja tästä syystä tämä on ikään kuin hyvien käytänteiden puoli, jota voidaan käyttää Euroopan tasolla ja kuitenkin rahoituslaitoksetkin voivat varmistaa sen, että näitä markkinoita kehitetään terveen suuntaan ja yhtä lailla pidetään sijoittajien suojan korkea taso. Ja varsinkin silloin, kun finanssimarkkinoilla on kovasti kuohuntaa. Suuret kiitokset. En näe henkilöitä salissa, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron niin ilman listaa, joten komissio ei olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitokset paljon kommenteista ja puheenvuoroissa. Osoittaa, että on laaja yhteisymmärrys asiasta. Investoijat sekä EU:ssa että sen ulkopuolella tietävät, että ne finanssiinstrumentit, joita jotka nimetään katetuiksi joukkolainoiksi, niitä valvotaan erityisesti ja niitä koskevat yhteiset säännöt. Kysymys on vakavaraisuussäännöistä, tasapainosäännöistä ja näin niitä voidaan tarkistaa myös tulevaisuudessa. Luotan parlamentin jatkuvaan tukeen siitä, että katetuista joukkolainoista tulee yhä tärkeämpi rahoituskeino Euroopan taloudelle. Paljon kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Kiitän. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavana puheenvuoro esittelijän Lukelle. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Kiitos, hyvät naiset ja herrat kollegat, tästä keskustelusta. Kiitos kaikille varjoesittelijöille ja myös komission työntekijöille, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä äh, tällä lainsäädäntökaudella. Äh, tässä keskustelussa tuli varmaan kaikki esille jo, sen takia halusin kaksi kommenttia vaan tähän loppuun sanoa. Ensinnäkin lyhyesti äh, Notis Marisille, joka on ryhmäkollegani. Tietenkin aina pitää varmistaa, että nämä äh, joukkolainat maksetaan takaisin. Tämä Kreikan valtion äh, laina oli esimerkki siitä, jota ei maksettu takaisin. Ja kun puhutaan nyt sitten pankkien antamista joukkolainoista syystä, että e, e, epä, voidaan epäillä myös pankkien luottoluokkaa, luokitusta, ja senpä takia on luotu tämmöinen katepooli, joka sitten suojaa myös sijoittajia ja velallisia. Ja senpä takia Kreikan valtion lainat varmasti ovat jollain tietyllä luo, luo, jossain tietyissä luokituksessa ja se on Kreikan tehtävä sitten parantaa sitä luokitusta. Ja tämä on yksi askel Kreikan hallituksenkin luottoluokituksen parantamiseen. Sitten sitten Alfred Santille. Hän sanoi, että on hyvin tärkeää, että ei häiritä toimivia markkinoita. No näinhän mekin halusimme, eh, mutta kuitenkin haluamme myös eh, tuoda eh, näitä hyviä käytäntöjä markkinoille. Mutta jos ei mitenkään voida häiritä mitään markkinaa, niin sitten täytyy kaikki käytänteet hyväksyä, myös ne huonoimmat ja niiden täytyy saada jatkaa. Ja tämä ei ollut tietenkään tavoitteemme tässä yhdenmukaistamisessa. Ja senpä takia uskon, että olemme onnistuneet hyvin välttämään nämä karikot ja, ja korostamme laa, laatua ja, ja sen, että jätämme lainsäädännön jäsenvaltioille ja että joitakin sitten painostetaan ehkä sitten sopeuttamaan toimintansa näihin vaatimuksiin. Tämä nyt on tämän Euroopan unionin katettujen joukkolainojen tulevaisuus ja toivon, että se hyväksytään huomenna. Kiitoksia. Näin olemmekin päättäneet tämän keskustelun. Äänestämme huomenna. Kiitoksia kaikille. Przechodzimy do kolejnego punktu. Seuraavana siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyseessä on suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle. Lainsäädäntöehdotus koskien Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin todeta, että kyseessä ei ole niinkään lainsäädäntökauden suullinen kysymys, vaan pikemminkin poliittinen valitus tältä parlamentilta neuvostolle ja komissiolle. Tämä on poliittinen valitus siinä mielessä, että mielestämme kyseessä on institutionaalisen yhteistyön puute, vilpitön yhteistyöhalun puute Euroopan parlamentin parlamenttia kohtaan neuvostolta ja komissiolta. Minusta tämä on hyvin vakavaa. Haluaisin muistuttaa näistä asioista, mutta 226 artikla eh, Lissabonin sopimuksessa antoi vuonna 2009, silloin kun hyväksyttiin kyseinen perussopimus, se todellakin myös Euroopan parlamentille lainsäädäntöaloitteen mahdollisuuden, jonka mukaan säädetään tutkintavaliokuntien valtuuskunnista. Tästä on olemassa Euroopan eh, aloite koskien eurooppalaista vaalilakia ja sitten koskien näitä tutkinta valiokuntia. Tämä teksti hyväksyttiin jo 2012, kolme vuotta myöhemmin. Silloin esittelijänä oli David Martin. Ja neuvottelut alkoivat neuvoston ja komission kanssa jo aikaisemmalla vaalikauden. Mihinkä sopimukseen ei päästy? 2014 hyväksyttiin ensimmäisen käsittelyn eh, teksti ilman komission ja neuvoston eh, hyväksyntää kuitenkin. Kun minut nimitettiin esittelijäksi tämän vaalikauden alussa vuonna 2000, vuonna 2015 pyrin neuvottelemaan neuvoston ja komission kanssa tekstistä, joka hyväksyttäisiin kolmessa toimielimessä. Hyvät edustajat, tässä aloitan poliittisen valitukseni. Emme nimittäin ole saavuttaneet sitä, että neuvosto ja komissio kokoontuisivat parlamentin kanssa instituutioissa trilogissa ja että käytäisiin järkevää poliittista keskustelua ja saataisiin teksti, jonka kautta voitaisiin saada asetus, jossa säädellään tämän talon valtuuksia valiokuntien osalta. Tämä on valitukseni näitä työasiakirjoja ja, ja joustavuusilmaisuja olemme suoltaneet komissiolle ja neuvostolle vaikka kuinka. Meiltä on aina pyytänyt vielä uutta tekstiä ja lopulta teimmekin uuden tekstin. Y- yhdeksän kuukautta tapasimme komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudellisten yksiköiden välillä ja näiden teknisten töiden perusteelta laadimme uuden teksti jota kutsuttiin non-paperiksi, se esiteltiin neuvostoliin ja vastaus oli kuten aina kirje, jossa ilmaistiin oikeudellisia vastaväitteitä, huolenaiheita. Loppujen lopuksi aina vastaus oli menettelyä koskeva ja poliittinen sisältö oli se, että emme, emme, ei voitu hyväksyä näitä neuvotteluja. Tästä syystä nyt esitän tämän valitukseni komissio ja neuvosto eivät ole tehneet yhteistyötä meidän kanssa. Meidän kanssa ei ole haluttu puhua eikä käydä vuoropuhelua. Me, no, no, parlamentti on nöyryytetty. Tämä on minun vilpitön kantani ja olen äärettömän pettynyt myöskin. Olen tehnyt neljä vuotta työtä AFKO-valiokunnassa varjosihteiden kanssa, puheenjohtaja Hybnerin kanssa. Olemme pyrkineet pääsemään johonkin näissä neuvotteluissa, mutta neuvotteluja ei ole voitu aloittaa. Hyvä puhemies, tämä ongelma ei ole vain menettelyä koskea, koskeva. Tämä ei ole vain poliittinen valitus, joka liittyy siitä, että ei neuvotteluja ole voitu aloittaa, vaan perusongelma on se, että komissio ja neuvosto eivät hyväksy sitä, että parlamentissa on tutkintavaliokuntia, jotka tekevät eh, epämiellyttäviä, kiusallisia tutkimuksia. Ne ovat kiusallisia komission jäsenille, jäsenvaltioille, jäsenvaltioiden hallituksille – ja niin edelleen. Loppupeleissä olen havainnut, että nyt pelätään sitä, että tänne kutsutaan todistajia, komission jäseniä, ministereitä jäsenvaltioista, että heitä kutsutaan tänne todistamaan. Ja todella ongelmahan on se, että ei hyväksytä sitä, että Euroopan parlamentilla olisi niin tärkeä toimivaltuus, e- eli järjestää näitä aivan välttämättömiä ja Ne kuuluvat tämän vuosisadan parlamentarismiin. Eihän tämä ole mitenkään järkevää, että parlamentilta kielletään Lissabonin sopimuksen myöntämä oikeus. Ja että tällä vuosisadalla, kun on niin paljon yhteiskunnallista närkästystä herättämiä asioita ja, ja asioita, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita, tämä parlamentti ei voi tutkia asiaa, vaikka me olemme kuitenkin kansan suoria edustajia meidän pitäisi vastata yhteiskunnalliseen huoliin ja tiettyihin tilanteisiin ja tapahtumiin. Tästä syystä, hyvät edustajat, huomenna hyväksymme päätöslauselman, joka on hyvin tiukka, mutta myös hyvin oikeudenmukainen. Kyseessä on erittäin kriittinen päätöslauselma neuvostoja ja komissiota vastaan, mutta se on äärettömän tärkeä ja tarpeellinen. Toimitamme tämän ähm, puhemiehelle, niin hän ottaisi yhteyttä jäsenvaltion ähm, johtajien neuvostossa. Ja tämä äh, osoitetaan myös kärkiehdokkaille, että he tietävät, että täällä on tällainen poliittinen valitus ja haluamme, että seuraava puheenjohtajan valtio tulee tänne käsittelemään tätä asioita, asiaa, koska se on nyt pöydällä ja se on käsiteltävä niin, että Euroopan parlamentti olisi se, mikä sen pitää olla, eli parlamentti, joka edustaa Euroopan kansalaisia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Hübner. AFKO-valiokunnan puolesta. The right of inquiry is a... Kiitos puhemies. Tällainen tutkintaoikeushan on perusoikeus. Jos ajatellaan vaikka dieselkeittiä, hululehmän kriisiä, äh, verokriisiä, on tärkeää, että parlamentilla on äh, tällainen tutkintaoikeus ja sen valtioiden äh, haluttomuus käydä oikeaa keskustelua Euroopan parlamentin sisällöllisesti, sisällisistä ehdotuksista ei voida ymmärtää sitä, ei otettu huolenaiheita huomioon. Ja se tarkoittaa sitä, että itse asiassa eh, tämän lainsäädäntöprosessin luonnetta ei ymmärretä, joka perustamissopimuksen artiklassa 226 on määrätty. Kompromissien etsintä, joka on hyväksyttävä kaikille osapuolille, neuvosto pyysi, että Euroopan parlamentin alkuperäisessä ehdotuksessa olisi jo nyt hyväksyttä, heille hyväksyttävä muoto. Ei se tällä tavalla toimi tämä lainsäädäntöprosessi. Miten komissio tai neuvosto reagoisi, jos Euroopan parlamentti kieltäytyisi keskustelemasta mahdollisista keinoista löytää sopimus vaikka monivuotisesta rahoituskehyksistä rahoituskehyksestä käyttäen tekosyytä, että se ei tykkää komission ehdotuksesta. Tällainen asenne ei ole yhteensopiva myöskään aidon yhteistyön hengelle, jota meidän kaikkien pitäisi kunnioittaa ja pitää arvossa. Meillä on, tämä on kunnioituskysymys mm, parlamentin toiminnalle ja toimijoiden väliselle tasapainolle on tärkeää, että komissio ja neuvosto ymmärtävät tämän. Loppujen lopuksi meillähän ei ole velvoitetta olla samaa mieltä asioista, mutta meillä on velvollisuus ainakin yrittää. Jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan nousseet tämän tavoitteen tasolle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Chamba neuvostosta. Dear, dear Chair, Members, Commissioner, Hyvä puhemies, hyvät järjet. Nyt kausi on päättymässä ja nyt on hyvä aika keskustella tällaisesta tärkeästä aiheesta, nimittäin Euroopan parlamentin toimintavallasta, tutkintaoikeudesta. Aloitan tässä, että neuvosto on aina ollut sitä mieltä, että tutkintavaliokunnat ovat tärkeä instrumentti, jolla Euroopan parlamentti voi harjoittaa poliittista valvontaa unionissa ja se perustuu demokratian ja oikeusvaltioperiaatteeseen, jota perustamisoikeus edellyttää. 2011 jälkeen olemme katsoneet näitä ehdotuksia hyvin rakentavassa hengessä ja myös vilmittömän yhteistyön hengessä. Kuitenkin tiedämme, että Martinin mietinnössä tuli esille institutionaalisia huolenaiheita sekä neuvosta että komissiossa 226 artiklan osalta. Ja mm, tässä nyt on haluttu laajentaa tutkintaoikeutta valiokunnille ja, ja se, sen yhteensopimattomuus 226 artiklan kanssa on nyt ollut tutkittavana ja on ollut hyvin e, e, kolmen oikeudellisen yksikön kannat on saatu ja ne ovat pitäneet paljon kokouksia. Kuitenkaan edistystä ei kovin paljon edist- äh, saatu aikaan näistä vaikeista kysymyksistä ja mm, vaikeimpia kysymyksiä, jotka olivat äh, juridisia ja poliittisia, ei saatu ratkaistua. Her Joro Hybnerille lähetimme 25.10. viime vuonna äh, kirjeen, jossa sanottiin, että neuvosto piti esittää eller Elä Dondon asiakirjaa hyvänä. Ja se, että katsotaan, miten yhteistyötä voidaan jatkaa instituutioiden välillä. Siihen oli 2014 verrattuna tehty paljon uudistuksia, parannuksia ja siinä otettu myös neuvoston huolenaiheet huomioon. Ja kuitenkin kolmen instituution oikeudelliset yksiköt ehdottivat siihen vielä kuitenkin jotain. Mutta tämä non-paper kuitenkin sisälti vielä aika paljon sellaisia kohtia, jotka olivat neuvostolle vielä hyvinkin vaikeita hyväksyä. Ja neuvoston kanta ei ole muuttunut Martinin mietinnön jälkeen. Ja tarkentaakseni asiaa voisin ongelmallisimmat kohdat mainita Eli virkamiehiä ei voi käyttää todistajina ilman, ja mikä tässä on sitten seuraamusten osalta. Ja voidaanko pyytää asiakirjoja, kun koitetaan saada unionin lakeja täytäntöön pantua. Ja myös mitä tulee seuraamuksiin. Ja tietenkin tässä viitata, viitattiin myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Nehän ovat tietenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia, joten unionilla tähän ei ole paljon toimivaltaa, enkä aio tästä sen enempää puhua, koska varmasti tunnette neuvoston kannan näistä asioista. Ja koska tämä nyt on, kausi on lähellä loppua, niin haluaisimme selventää kantoja. Me sekä neuvostossa että komissiossa. Ja haluamme jatkaa kuitenkin keskustelujen pohjalta Rogeriki ja Hybnerin kanssa. Rogeriki ja Rova Hybner siis neuvosto on avoin rakentavalle vuoropuhelulle tässä vaikeassa asiassa. Jos parlamentti haluaa jatkaa työtä saavutetu, saavutetuista kohdista, niin olemme tukena ne ja, ja todella tarjoamme myös omaa vilpityntä yhteistyötämme tähän. E, Kiitokset. Seuraavaksi komissiosta komissaari Pienkovska. Jäsenet, ensinnäkin olen iloinen tästä suullisesta kysymyksestä, joka mahdollistaa sen, että komissio ilmaisee kantaansa Euroopan parlamentin tutkinto-oikeudesta. Tietenkin parlamentin tehtävä on tehdä ehdotus, mutta menettely vaatii myös neuvoston ja komission hyväksynnän. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, EP teki useita ehdotuksia tällaiseksi säädökseksi. Viimeisin oli non-paper-muotoinen ja sitä huhtikuussa perussopimusvaliokunta tuki ja se annettiin neuvostolle toukokuussa. Uusi epävirallinen ehdotus on tarkempi juridisesti ja siinä on useita tärkeitä parannuksia. Esimerkiksi mitä tulee siihen, että perustetaan tutkintavaltuuskunta tai komitea, menettelytapa, säännöt sen tutkintatoimintaan tai yhteisten kontaktipisteiden nimeäminen on mukaan otettu. Uusi epävirallinen ehdotus sisältää myös viittauksia asetukseen, jossa luonnollisia henkilöitä suojellaan ottaen huomioon henkilötietolain sekä puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Kuitenkin epävirallinen paperi sisältää useita juridisia ja institutionaalisia huolia, jotka ovat olleet keskustelun ytimessä parlamentin ja neuvostelun, neuvoston välillä jo vuodesta 2012. Tärkeimmät huolenaiheista ovat sanktiot noudattamatta jättämisestä, tietyt aspektit, tutkinta keinoista, jotka olisivat tutkintavaliokunnan käsissä, äh, komissaarien kuuleminen, paikan päällä tapahtuvat tarkastukset, äh, entisten virkamiesten ja tämänhetkisten virkamiesten sekä luonnollisten henkilöiden kuuleminen. Toinen sääntö liittyen sitten muutoksenhakuun, jos rikotaan äh, sen sääntöjä tutkintavaliokunnassa tai komiteassa. Ja kolmanneksi sitten säädökset, jotka antavat harkintavaltaa parlamentille sen suhteen, että voidaan keskeyttää valiokunnan menettely, jos tällainen tutkinta aloitetaan. Huolimatta näistä huolista, komissio edelleenkin on haluakas ja on sitoutunut kolmenväliseen rakentavaan keskusteluun, jotta löydetään sopiva ratkaisu niihin mielipideeroihin, joita edelleen on kolmen toimielimen välillä tuleva asetus tutkintaoikeudesta, äh, sen tulisi mahdollistaa Euroopan parlamentille äh, tehokas keino juridisin keinoin ja juridisen äh, kehyksen myötä myös ottaa huomioon jäsenvaltiot. Kiitos. Kiitos komissaarille. Sitten herra Wieland EPPn puolesta. Onko hän täällä paikalla? Ei ole. No sitten liberaalipuolue Rova Pakasundauda Ruiz. Muchas gracias, presidente. Señor Champa, creo que no nos... Kiitos, puhemies. En tiedä, kuunteliko herra Champa meitä. Mehän sanoimme useaan otteeseen jo usean vuoden ajan, että me tarvitsemme oikeudenmukaista ja vilpitöntä yhteistyötä. Meidän täytyy nyt aloittaa siitä, että puhutaan asioista selvästi. Tässä parlamentissa me hyväksymme, tai hyväksymme sen, että haluamme tehdä, tehdä parempaa yhteistyötä Panama-papereiden, Dieselgatein erityisvaliokunnan osa, erityisvaliokunnassa. Estä. Te nimittäin halusitte tämän mahdollisuuden estää. Edustaja haurgen DNAssa on puhdas kyky neuvotella ja päästä konsensukseen. Hän ei onnistunut siinä siksi, että te ette halunneet tehdä yhteistyötä, joten sanotaanpa asiat nyt niin kuin ne ovat. 25 vuotta sitten aloitimme toiminnan päätöksen perusteella, joka on nyt vanhentunut ja jäänyt vajaaksi. Tämä ei ole sama parlamentti kuin vuonna 1995. Me tarvitsemme nämä oikeudet, joita te ette halua meille antaa eri perusteilla. Olette väärässä. Me menetämme uskottavuutta, tarvitsemme kykyä, mahdollisuut, kykyä kehittää tätä oikeutta. Tämä ei ole oikeudenmukaista, tämä ei ole asiallista, ei tällaiset sisarustoimielimet, kuten komissio ja neuvosto sitovat parlamentin kädet, joka edustaa kuitenkin 500 miljoonaa eurooppalaista, jotka ovat valinneet edustajansa suoraan tähän taloon. Ja täällä parlamentissa pyrimme hoitamaan asioita, jotka meille on annettu hoidettavaksi. Emmekä tästä voi nyt tehdä. Ei ole oikeudenmukaista, että Haurige on täällä tehnyt työtä viiden vuoden ajan, samoin kuin AFK-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Hybner – ja Afkon sihteeristö myöskin. Ei tämä ole oikein. Meidän eteemme pamotettiin ovi kiinni nenän edestä. Täällä ei ole nyt teidän osaltanne asiallisesti toimittu. Ja, ja, ja, tämä on viimeinen keskustelu. Haluaisin kiittää Hauregia. Hän on tehnyt erittäin hienoa työtä ja haluaisin kiittää teitä 30 vuoden työstä. Kiitoksia. Kiitoksia ylitette hieman puheaikana, mutta en näe Scholzia paikalla, joten annan puheenvuoron saman tien Diana Jamesille. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you, President. Well, if proof was ever... Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti on täällä vain ikään kuin savuverho Euroopan demokratialle, jos sille tarvittiin todisteita, niin tässä se on. Jos demokratia merkitsee jotain, niin silloin valit, valitut edustajat, ja mepit täällä, kollegat täällä salissa, heidän on voitava kyseenalaistaa asioita, jotka jotenkin tolkullisesti edu, estävät heidän etujaan. Meillä on oikeudellinen käsitys siitä, mistä on kysymys. Tämä, tätä parlamenttia pidetään vain Salinan neuvoston ja komission edustajille, jos tämä, tätä oikeudellista pohjaa ei tunnusteta. Tämä on häiritsevä, mutta ei yllättävää, että komissio ja neuvosto pyrkivät estämään tämän. Kun ajatellaan avoimuutta täällä Euroopan parlamentissa, niin tämä ei ole yllätys. Jos Euroopan unionissa nyt ihmetellään, miksi populistit ja euroskeptikot menestyvät, niin tässäpä on hyvä osoitus siitä. että Tämä on merkittävä demokraattisen menettelyn epäonnistuminen. Kiitoksia sitten edustaja Pospisil puolitoista minuuttia. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já musím říct, že jsem z postoje... Kiitos, puhemies. Minua surettaa komission ja neuvoston kanta, koska meidän primäärioikeutemme äh, antaa ihan selkeän oikeuden parlamentille tutkia asioita. Ja jos tätä ei ole vielä hyväksytty ja jos me emme vielä ole saaneet täytäntöönpanoasetusta, niin se on suuri häpeä ja sääli. Ja minä surettaa suuresti erityisesti neuvoston toiminta – Miten tämä ei ole mahdollista ja, ja minua tämä surettaa. Minä odottaisin demokraattisten jäsenvaltioiden edustajilta parempaa, parempia mahdollisuuksia täyttää meidän äänestäjiemme toiveita. Me edustamme meidän kansalaisiamme, me olemme saaneet primäärioikeuden perusteella tietyn toimivalla, mutta valitettavasti komissio ja neuvosto nyt koittavat rajoittaa meidän mahdollisuuksiamme ja toimivaltaamme. Jos tämä tapahtuisi jossain muualla, niin ymmärtäisin. Me usein kritisoimme sitä, miten kolmansissa maissa eh, lakia poljetaan jalko, jalko, jaloilla, mutta meillä on nyt omat ongelmat täällä omalla takapihalla, joten ne pitää nyt saada selvitettyä ja koittakaa ajatella asiaa, koska tämä on todella huonoa meidän maineellemme. E, Kiitoksia. Täällä on yksi henkilö menettelyssä ilman puhujalistaa. Marias, olkaa Kiitos puhemies. Yksi perus parlamentissa on lainsäädäntötyö, on parlamentaarista valvontaa sekä tutkinta valiokuntia. Sitähän demokraattiset parlamentit tekevät tämän parlamentin oikeudet tutkia ja tarkastella asioita, perustaa tutkintavaliokunta esimerkiksi, on selkeästi osa primäärilainsäädäntöä, niin ollen meillä pitäisi olla kyky ja keinoja käyttää tätä valtaa. Jos meillä ei ole tutkintakomiteoita tai valiokuntia, meillä tulee sellaisia skandaaleja kuin Dieselgate, LuxLeaks ja niin edespäin, eikä parlamentti tiedä yhtään mitään silloin sen uskottavuus vähenee ja ongelmia tulee suhteessa kansalaisiin. Ja sen vuoksi me haluamme, että tätä oikeutta voi käyttää. Ja mielestäni neuvoston kanta ei auta edes asiaa ollenkaan. Ponieważ jest pan Scholz na sali, więc jeszcze pana poproszę o zabranie. Scholz on nyt tullut paikalle, joten pyydän häntä käyttämään puheenvuoron ryhmän sen nimissä puolitoista presidentti. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Äh, haluan tähän alkuun sanoa, että minä kannatan sitä, että Euroopan parlamentti äh, veisi asian äh, tuomioistuimeen. Meidän pitää pitää kiinni oikeuksistamme. Ja minun oikeuskäsityksemme mukaan me, meillä on velvollisuus näin tehdä. Me olemme kansalaisten Eurooppa, äh, kansalaisten parlamentti ja tämä on, on heille tärkeää. Parlamentin pitää pystyä käyttämään omia, omaa toimivaltaansa. Neuvosto ja komissio ovat toimineet niin, että jotkut tietyt tärkeiden poliittisten puolueiden tärkeät ihmiset saavat äänensä kulviin, mutta myös jäsenvaltioiden hallitukset ovat toimineet ja tämä, meidän pitää vahvistaa näitä tulkintavaltuuskuntia valiokuntia, jotta ne tällä hetkellä jotain ne eivät pysty tekemään. Ja komissio nyt puolustautuu. Ei siitä, että se, se, se, se täyt, panee lakeja täytäntöön, mutta sen takia tutkintavaliokunnan pitää jatkossakin pystyä toimimaan. Ja meistä tämä on Euroopan kansalaisille tärkeä osoitus siitä, että me toimimme demokraattisesti. Jotta vaikka ja, ja se, että tutkintavalikunnat eivät saa kaikkia asiakirjoja käyttöönsä, mitä, he, mitä siellä halutaan peitellä. Ja on hyvin tärkeää, että virkamiehet pystyvät myös totu, totuudesta puhumaan totta tutkintavaltiokunnan edessä. Proszę o zabranie głosu panią komisarz Kiitokset ja sitten komission uh, Puhemies, kiitos hyvät jäsenet. Kiitokset teidän kommenteistanne ja huomioistanne. Haluan toistaa vielä kerran, että komissio kiinnittää hyvin paljon tärkeyttä parlamentin rooliin ja poliittiseen valvontaan ja kontrolliin, koska se on takuu siitä, että äh, kansalaiset näkevät, että unionin lainsäädännön täytäänpano tehdään kunnolla. Komissio huomioi sen työn, mitä toimielit on tähän mennessä tehnyt. Ja huomioi, että tässä epävirallisessa paperissa on kuitenkin äh, äh, päästy eteenpäin. Edellinen Eh, epävirallinen ehdotus eh, sisältää kuitenkin tiettyjä huolenaiheita, kuten eh, sanktioita ja tutkimusmenetelmiä. Komissio huomioi, että tarvitaan kunnollinen väline, joka täysin kunnioittaa toimielimellisiä toimivaltuuksia, samoin myös jäsenvaltioiden. Ja komissio haluaa käydä kunnollisen kolmikanta neuvottelun niin, että voidaan löytää ratkaisu olemassa oleviin ongelmiin. Toivomme, että edistystä voidaan tehdä tässä poliittisesti eh, herkässä, mutta tärkeässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi annan eh, puheenvuoron eh, herra Chamballe. To conclude, I would like to Thank you all for this Lopuksi haluan kiittää kaikkia tästä avoimesta näkemysten vaihdosta. Näin voimme saada selkeyttä kaikkien toimielinten kantoihin. Aiemmilla puheenjohtajakausilla on myös ollut halua käydä rakentavaa näkemysten vaihtoa, jonka tarkoitus olisi tutkia, voidaanko päästä sopimukseen tässä aiheessa toimielinten kesken. Olemme keskustelleet aiheesta lukuisissa työryhmien kokouksissa. Ikävä kyllä. Näissä olosuhteissa on selvää, että ei ole enää mahdollista saattaa tätä aihetta valmiiksi tällä vaalikaudella. Vielä kerran haluaisin kuitenkin todeta, että neuvosto on valmis käsittelemään asiaa Euroopan parlamentin kanssa toukokuun vaalien jälkeen. Tarkoitushan on saada aikaiseksi säännöt, jotka liittyvät parlamentin tutkintaoikeuteen. Haluamme tietää täsmällisesti, mitkä ovat oikeudet ja velvollisuudet. Haluan kiittää esittelijää tässä aiheessa siitä huomattavasta työmäärästä, jonka hän on tehnyt ja yrittänyt kaikin tavoin parantaa aiempan, aiemman mietinnön tulosta tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos siis vielä kerran kaikille kovasti. Tämä on viimeinen kerta, kun puheenjohtajavaltio käyttää puheenvuoron täysistunnossa. Kiitos hyvästä yhteistyön hengestä näiden kuluneiden kolmen kuukauden aikana, kun olemme yrittäneet saada aikaiseksi vilpitöntä yhteistyötä toimielinten kesken. Kiitos. Oli ilo tehdä yhteistyötä Romanian puheenjohtajavaltion kanssa. Ja näin päätämme keskustelun. Olen saanut yhden päätöslauselman luonnoksen AFKO-valiokunnalta ja äänestys järjestetään huomenna. No, I przechodzimy do kolejnego. No niin, siirrymme sitten seuraavaan asiaan esityslistalla, joka on Jose Manuel Fernandesin ja Roberto Gualtierin mietintö Invest EU. Ensimmäinen puhuja on luonnollisesti esittelijä edustaja Fernandes. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mä haluaisin kiittää komissiota ja sanoa kiitos kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän tärkeän mietinnön parissa, joka koskee Invest EU. Haluan kiittää Roberto Gualtieria, eh, yhteisesittelijää, ja myöskin Ottomar Karassia erityisesti, joka on tehnyt työtä jo Euroopan unionin suunnittelun parissa, joka koski, eh, tai tulittiin nimellä Junckerin suunnitelma. Haluan siis kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja Euroopan parlamentin henkilökuntaa ja budjettivaliokuntaan ja sen sihteeristä vuodesta 2021-2027 meillä on uusi investointiohjelma, jossa on mukana 14 olemassa olevaa rahoitusvälinettä. Se merkitsee sitä, että tapahtuu yksinkertaistamista, mutta samaan aikaan tässä on, on kuitenkin puutetta kunnianhimon tasolla ja siksi parlamentti toivoo, että nämä 14 rahoitusvälinettä, jotka on nyt koottu yhteen yhdeksi ainoaksi, että niillä olisi sama takuiden taso ja siksi olemme on asettaneet 4,8 miljardia euroa lisää äh, varmistaaksemme tämän ja mobilisoidaksemme 700 miljoonaa. Tämä kaikki on yhteydessä monivuotiseen rahoituskehykseen. Haluaisin kuitenkin ilmaista tyytyväisyyteni tähän tilapäiseen sopimukseen, joka nyt sitten on riippuvainen siitä, mitä tapahtuu tulevissa neuvotteluissa monikanvuotista rahoituskeyksistä. Tässä investointimassa Euroopan unionin varten on neljä tärkeää ikkunaa. Yksi, joka koskee kestävää, kestäviä, kestävää infrastruktuuria, toinen, joka koskee pk-yrityksiä – tutkimukselle ja innovaatiolle on kolmantena ja neljäntenä sosiaalisille tavoitteille ikkuna. Euroopan unioni tarvitsee varmistaa se, että investointiaukot maiden ja alueiden välillä ja rahoitusmarkkinoille pääsyssä olevat erot tiettyjen maiden osalta lakkaavat olemasta. Täytyy saada aikaan vähennemistä siinä, miten vaikea on saada rahoitusta. Ja tämä väline edellyttää sitä, että jäsenvaltiot ovat valmiita uuteen asiaan, innovaatioon, joka on jäsenvaltioiden osio, joka on oma vapaaehtoinen osionsa, mutta sen kautta voidaan auttaa jäsenvaltioita, jossa – on kehittyviä kehitysrahoitusvälineitä, kansallisia pankkeja, kehityspankkeja, jotka osoittavat tiettyjä heikkouksia. Meillä on ollut hyvin myönteinen vastaus moneen tässä, moni näistä asioista, mitkä ovat osaltaan äh, merkineet lisää sanaa, lisää kilpailua, sanan kasvoja, korkealaatuisia työpaikkoja – me olemme myöskin parantamassa tämän rahoitusvälineen hallinnointia. Mitä tulee tähän neuvoantavaan äh, valtuustoon, me olemme lisäämässä talous- ja ja alueiden komitean mm, osallistumisen tähän, mikä osaltaan vahvistaa sitä merkitystä, joka alueilla on tässä asiassa, koska Kysymys on siis kansalaisten Euroopasta, mutta myös samaan aikaan alueiden Euroopasta. Olemme myöskin onnistuneet parantamaan hallinnointia välineessä sillä, että autamme tiettyjä mahdollisia eturistiriitojen, eturistiriitojen vähentämistä, mitä joku esimerkiksi työntää Euroopan investointipankin kautta rahoja, ja niin 25 prosenttia jäsenvaltioiden pankkia, mä haluan nostaa tämän 100 prosenttiin. Kiitos. Eh, dziękuję. Kiitos. Ja en näe toista esittelijää salissa. Edustaja Gualtieri ei ole paikalla. Joten puheenvuoronsa koska. Uh, Hyvät jäsenet, tämän iltainen keskustelu Invest EU-ohjelmasta viimeisessä täysistunnossa on hyvin kuvaava ja se, tämä talo on antanut niin paljon tukea investoinnille koko mandaattinsa kauden ajan ja komission nimissä haluan kiittää teitä. Osittainen sopimus saatiin aikaan komission kanssa ennätysajassa. Olemme voineet työskennellä eteenpäin nopeasti. Tämä tulee mahdollistamaan nopean ja aikataulullisen nopean täytäntöönpanon MFFn ensimmäisenä päivänä. Invest EU yksinkertaistaa olemassa olevia rahoitusvälineitä ja sen lisäksi meillä on yhdet yhteiset säännöt sektoreille, joissa on investointikuileja, kuiluja. Digitalisaatio, sosiaaliset asunnot, energiatehokkuus, maaseudun liikenne ovat asioita, jotka eivät löydä helposti rahoitusta markkinoilta. Invest EUn takkuu tulee mahdollistamaan tällaiset investoinnit. Ja tätä rahastoa tullaan tukemaan InvestEUn kautta ja komissio pitää hyvänä tätä painopistettä. Komissio arvostaa myös sitä, että Molemmat lainsäätäjät ovat ehdotuksellaan avanneet mahdollisuuden EUn budjettitakuuseen. Investointipankin strateginen rooli on myös kirjattu asetukseen ja siinä myös huomioidaan muut toimijat, kuten kansainväliset rahoitusalueet EBRD tai Euroopan neuvoston pankki, kansalliset pankit, Kaikilla on mahdollisuus olla kumppaneita. Me käytämme kaikki mahdoll- kaiken mahdollisen asiantuntemuksen täydentävällä tavalla niin, että voimme ottaa myös huomioon paikalliset tarpeet. Invest EUn valmistelu ja sen täytäntöönpano tuovat nämä kaikki toimijat yhteen ja vaatii heitä yhdistämään järjestelmänsä, <clears throat> mutta antaa myös mahdollisuuden olla mukana muodostamassa Euroopan investo-ohjelmaa. Tämä tulee johtamaan pitkän aikavälin vahvoihin investointeihin, jotka tukevat EUn tavoitteita. Neuvotteluiden aikana parlamentilla oli avainrooli, kun ylläpidettiin esimerkiksi vastuuta ja avoimuutta ja nostettiin myös kunnianhimotasoa tasoa ilmastotavoitteille. Kaikki nämä asiat parantavat Invest EUta. Päättäisin vielä ilmaisemalla arvostuksemme esittelijöiden valtavalle ponnisteluille ja kaikille valio- ja sille, mitä valiokunnat ovat tehneet hyvin kunnianhimoisella aikataululla ennen Eurooppa-vaaleja. Haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ilmaista arvostukseni Romanian puheenjohtajamaalle heidän sitoumuksestaan. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten ää, äh, edustaja Gentile. Ale może po, potem panią... Ei, kun nyt äh, näinkin. Ei, Gentile ensin. Grazie, presidente. Kiitos puhemies me olemme käsittelemässä äh, muuttuvan Euroopan paradigmaa. Uudessa Euroopassa tarkoitus on päästä eteenpäin mm, budjettisäästöistä ja löytää uusi kurssi. Näiden vuosien työsarkana olisi äh, ihmisten Eurooppa niin, että etenisimme sosiaalisen osallistavuuden ja kestävyyden suuntaan. Haluamme tukea innovatiivisia yrityksiä ja rahoittaa pk-yrityksiä. Invest EU tukee myös kiertotaloutta ja ympäristöinfrastruktuuriinvestointeja. Koulu, yliopistot, uusien taitojen oppiminen on keskiössä. Invest InvestEU rahoittaa myös terveydenalaa, sairaaloita, terveyskeskuksia, sosiaalista taloutta ja se edistää heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Näin voimme parantaa ihmisten elämänlaatua eri puolilla Eurooppaa. Haluamme taistella köyhyyttä vastaan ilman rajoja. Kiitos. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Gualtier. Grazie presidente. È davvero un Kiitos puhemies. On todella ilo tässä salissa esitellä pitkän työn tulosta ja intensiivisten neuvottelujen tulosta – Olemme saaneet aikaiseksi myönteisen tuloksen. Haluan kiittää yhteisesittelijää Jose Manuel Fernandesia ja kaikkia yhteisesittelijöitä, kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin laadintaan. Työhän käynnistyi jo viisi vuotta sitten. Säästö politiikka ja talouskriisi johti siihen, että julkiset ja yksityiset investoinnit romahtivat Euroopassa. Yksi prioriteeteistamme on ollut se, että saamme investoinnit uudelleen liikkeelle. Haluamme enemmän investointeja ja tätä kautta kasvua ja työllisyyttä. Joustavan tulkinnan ansiosta kasvu- ja vakaussopimuksessa. Sitten meillä on myös uusia rahoituslähteitä lähteitä, esimerkiksi strategisten investointien rahasto. Olemme näin voineet äh, suunnata talouspolitiikkaa uudelle kurssille. On kuitenkin investointikuiluja, joita meillä on investointien innovoinnin alalla, myös äh, sekä materiaalisen että immateriaalisen sosiaalisten investointien alalla ja ilmastonmuutoksen alalla. Nämä ovat tärkeitä haasteita, jotka meidän on kohdattava investeu ohjelman tuella. Haluamme tukea myös PK-yrityksiä, tutkimusta, innovointia, kestäviä infrastruktuureja. Tällä ohjelmalla me voimme huomioida myös ne valtavat kuilut, jotka meillä on sosiaalisessa infrastruktuurissa, koulutuksen alalla, terveydenhuollossa, sosiaalialalla tarvitaan kovasti työtä. Nyt olemme parantaneet komission tekstiehdotusta yhteistyössä neuvoston kanssa. Haluamme investointien edistämistä ja takeita, joka on sidoksissa siihen riskiprofiiliin, joka äh, on tämän äh, taustalla olevan toiminnon riskiprofiili. Tarkoitus on edistää investointialustojen luomista, jotta voimme edistää investointeja sellaisilla alueilla, joissa kuilut ovat kaikista pahimpia. Ja voidaan myös rohkaista toimintaan sellaisilla aloilla, joilla investointitarpeet ovat aivan ilmeiset. Toiseksi tunnustamme aivan keskeisen roolin, joka on Euroopan investointipankilla. Olemme arvioineet kansallisten kehityspankkien tärkeätä roolia, kun investointihankkeita rahoitetaan. Kansalliset kehityspankit voivat suoraan saada eurooppalaiset takeet ja näin saamme järjestelmän aikaiseksi tarpeellista joustavuutta ja hankkeita voidaan rahoittaa niin, että se vaikuttaa investointitasoon ja uusien työpaikkojen luomiseen. Olemme myös päättäneet, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää osat resursseista – kohesiopolitiikan kautta Invest EU-hankkeeseen. Tässä on tällaiset kansalliset osuudet ja ne voivat tarjota myös lisärahoitusta. Ja tätä pidetään ikään kuin ainutkertaisena rahoitusosuutena. Sitä ei huomioida, kun lasketaan äh, alijäämää, rakenteellista alijäämää kasvu- ja vakaussopimuksen merkityksessä. Näin saamme tasapainoisen ratkaisun Ainakin 55 prosenttia investoinnista saadaan tämä kestävän infra, äh, infrastruktuuri ikkunan kautta. Meillähän on Pariisin sopimuksessa myös ilmastotavoitteet, jotka täytyy huomioida. Näin voimme saada varmuutta aikaiseksi ja tulevalla kaudella sitten tehtävänämme on neuvotella monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka on tämän hankkeen tavoitteiden, kunnianhimoisen tavoitteen tasolla ja huomioi myös sen, että me tarvitsemme vahvan eurooppalaisen budjetin. Invest EU-rahasto on tärkeä väline, välttämätön, mutta se ei kuitenkaan riitä. Tulevalla lainsäädäntökaudella tämän on oltava meidän poliittinen prioriteettemme. Meidän on toteutettava huomattava investointiohjelma, jonka kautta voimme tukea talouden ekologista siirtymää, sosiaalitaloutta ja innovoinnin ja työllisyyden uudelleen käynnistämistä. E, Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro edustaja Karas. EPPni. Puhemies, Rova komission jäsen, hyvät esittelijät Fernandes ja Gualtieri. Saanen esittää kiitoksen teille kaikille myös Udo Bulmanille – joka alussa minun kanssani jo kävi tätä investointitaistelua. Investoinnin liikkeelle saaminen ei ole mikään nopea pikajuoksu, vaan loputtomaton maratoni. Aloitimme tämän vaalikauden Junckerin suunnitelmalla ensimmäisellä invest- alueella ja sitten paransimme sitä ESIR 2 ja 2020 saakka pidentäen sitä. Ja sitten menimme naapurustoon, ennen kaikkea Afrikaan ja nyt vaalikauden lopulla aloitteella Invest EU me olemme avanneet uuden luvun, joka kestää vuoteen 2027. 1200 miljardia euroa uusia investointeja on tätä kautta saatu liikkeelle. 949 pientä ja suurta yritystä, jotka tukee noin 500 miljardia euroa tähän mennessä on saatu liikkeelle – ja 1,4 miljoonaa uutta työpaikkaa on myös syntynyt tätä kautta. Invest EUn kautta me lisäämme tehokkuutta, vähennämme byrokratiaa 14, koko 14 eri rahoitusvälinettä yhden katon alle. Ja me vahvistamme ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista – niitä tulevaisuudessa ainakin 55 prosenttia infrastruktuuriinvestoinneista tulee osaltaan edistämään tätä. Me parannamme, parannamme neuvontaa ja tukea ennen kaikkea pienten yritysten osalta. Vahvistamme iskuvoimaa sillä, että suorilla EUn tuilla – nämä kautta paikalliset rahoituslaitteet voivat, laitokset voivat antaa tukea ja lisäämme riippumattomuutta ja avoimuutta, mitä tulee investointipäätöksiin. Investi ei ole loppupiste, mutta se on neljäs rakennusvaihe, jossa vahvistetaan julkisien ja yksityisten investoijien toimintaa niin, että saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä Euroopan intressien mukaisesti ja toivon, että tämä tulee jatkumaan seuraavalla kaudellakin arvoisa Madame la Puhemies, komission jäsen, arvoisat kollegat, arvoisat esittelijät. Tämä tilapäinen sopimus, väliaikainen sopimus investeu ohjelmasta mff n puitteissa kaudelle 2021-2027 on vahva positiivinen viesti, jonka Euroopan parlamentti ylpeänä lähettää neuvostolle. Haluamme niin sanotulle Junckerin ohjelmalle jatkoa ja menestystä niin, että investoidaan työllisyyteen, kestävään kehitykseen Euroopassa heti vuodesta 2021 tammikuusta lähtien. Aivan niin kuin on jo sanottu, tämä tarkoittaa paikallisia hankkeita, kestävää infrastruktuuria, innovointia, digitalisointia, pk-yritysten tukemista, joka on myös hyvin tärkeää. Sitten kyse on myös takeista, jotka varmistavat rahoituksen eettisen luonteen. Tämä on tärkeä kumppanuussuhde komission, investointipankin ja toisaalta kansallisten ja paikallisten kehityspankkien kesken, jotta saadaan käyntiin sosiaalisia ja ympäristöhankkeita, jotka ovat meidän sitoumustemme mittaisia Pariisin sopimuksen näkökulmasta ja myös YK sopimuksen näkökulmasta. Yksi kommentti vielä, joka liittyy neljänteen toimintaosaan. Tästä myös esittelijä Fernandes puhui. Siinä ilmoitetaan, että voidaan tehdä sosiaalisia investointeja. Tällä hetkellä tämä on mahdollista kulttuurin alalla ja luovilla aloilla. Tarvitsemme vahvan siteen kulttuurialan toiminnan ja toisaalta investointien välille. Kulttuuria ei voida jättää suurten keskustelujen ulkopuolelle. Me tarvitsemme naisia ja miehiä Euroopassa, jolla on historia, joka on kulttuurin Eurooppa. Kyse ei ole pelkästään rahoitusvälineestä, vaan Invest EU on EUlle eh, mahdollisuus huomioida tämä muutoksen aika ja ilmastonmuutos ja paradigman muutos, eh, joka tällä hetkellä toteutuu yhteiskunnassamme, Eurooppa on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että tarvitaan e-, edistyksellistä näkemystä myös kansalaisten näkökulmasta. Me tarvitsemme toivoa ja kunnianhimoa Euroopan tasolla. Ähm, pan Paket imieniu. Kiitos. Sitten äh, Paket. Äh, Kiitos puhemies, arvon kollegat. Invest EUlla Eurooppa voi investoida kestäviin ja innovatiivisiin projekteihin ja yrityksiin – noin 40 miljardia euroa eurooppalaisina takuina, siis ei mitään tukia, noin 650 miljardia euroa investointeina tärkeillä sektoreilla. Eurooppalaisia yrityksiä tuetaan tällä tavalla, niin, että ne voivat itse ja riippuvaisesti kehittää innovatiivisia tuotteita ilman, että ne olisivat riippuvaisia suurista ei-eurooppalaisista rahoittajista. Tällä ohjelma kaikki olemassa olevat rahoitusvälineet kootaan yhteen myös äh, hallintorakenteesta tulee vahvempi ja yksinkertaisempi ja painotamme äh, kansallisia äh, investointipankkeja, joten meidän Flanderin pankkimme voi itse osallistua tähän. Meidän Äh, osallisuutemme otettiin äh, erittäin hyvin mukaan tähän mietintöön ja ECR teki siinä tässä suuren mahdollisuuden. Ja koskapa tämä nyt on viimeinen täysistunto, tämä on minusta hieno lopetus äh, hyvin mielenkiintoiselle poliittiselle jaksolle. Kiitokset. Seuraavaksi Alde, edustaja Virings. Geachte voorzitter puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Esirin seuraajana Invest EU tulee myös seuraavalla vaalikaudella olemaan tärkeä. Sillä on rooli, jolla on selkeä suuntaus. Yksi niistä opeista, minkä opimme vuoden 2008 kriiseistä, oli, että vakaat talous on investointitaloutta. 650 miljardin lupaus lisäinvestoinnista tämän ohjelman kautta on lupaus tulevaisuudelle. Nimenomaan investointeja tutkimukseen, innovaatioon, huolehtii siitä, että meidän unionimme tulevina vuosina tulee olemaan yksi kaikkein houkuttelevimmista alueista koko maailmassa investoijille, yrityksille, luoville eh, henkilöille ja työvoimalle. Hyvät kollegat, tehkäämme, eh, lopettakaamme yhdessä tämä investointikuilu. Kiitos. Eh, Kiitos ja sitten Kuen puolesta Papadimu. Kiitos puhemies. Ehdotus, jonka kaksi yhteisesittelijää ovat tehneet, on parempi kuin alkuperäinen komission ehdotus. Silti se ei kuitenkaan ole sitä, mitä tarvitaan. Me tarvitsemme enemmän investointeja ja tarvitsemme kokonaisvaltaista investointiohjelmaa Euroopan unionilta. Ja tämä kaikkihan on edelleenkin epävarmaa siksi, että meillä ei vielä ole monivuotista rahoituskehystä. Neuvostossa nimittäin on painetta siihen suuntaan, että komission ehdottamat varat leikattaisiin sen sijaan, että niitä korotettaisiin, niin kuin Euroopan parlamentti vaatii. Varjoesittelijänä Guen puolesta minä olen tarkistuksillani edistänyt sitä, että komission on parannettu, että on vähemmän byrokratiaa, parempi maantieteellinen kattavuus, parempi pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen ja voimakkaampi rooli tukipankeilla. Ja että on enemmän rahaa ilmastonmuutoksen torjumiseen soveliailla investoinneilla. Kuitenkin uskon, että on välttämätöntä kehittää kunnianhimoisempia ehdotuksia. Siksi tulemme tekemään tämän mukaisia tarkistuksia. Kiitos. Ja sitten vihreissä edustaja Soleen. Kiitos puhemies, komission hyvät kollegat. Meille Invest EUn ennen kaikkea tulisi olla väline, joilla siirryttäisiin kohti kestävää taloutta. Siksi pidämme hyvänä sitä, että lisätään tavoitteita ilmaston torjunta tavoitteiden osalta infrastruktuuriikkunassa. Meidän pitää olla päättäväisiä täyttämään Pariisin sopimuksen tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet. Meidän pitäisi saada kestäviä investointeja käyttää tätä periaatteena. Ja tässä mielessä parlamentti on nyt selväksi hiili, ydin ja kaasuinfrastruktuurit ovat sellaisia, joita ei voida pitää kestävinä investointeina. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että löydämme poliittista tahtoa, jolla rohkaisemme rahoitussektoria auttamaan rahoittamaan hankkeita, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä kohti vihreää taloutta. Sen lisäksi me olimme voimakkaasti sitä vastaan, että tuetaan puolustushankkeita, käyttää niihin Invest EUta. On paljon välittömämpiä sosiaalisia ja ympäristöllisiä huolenaiheita, jotka edellyttävät huomiotamme. Mutta palaanpa takaisin myönteiseen. Minusta on tärkeää, että kansalliset ja alueelliset edistävät tukipankit ovat mukana voimakkaammin, koska ne, niiden kautta voidaan korvamerkitä hankkeita, koska ne ymmärtävät paremmin tilanteen paikallisilla markkinoilla ja mitä sosiaalista merkitystä niillä on. Ja haluan kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. Kiitos. Ja sitten FDD Ahno. Thank you very much, Mr. Kiitos puhemies. Tämä on viimeinen kerta, kun käytän puheenvuoron Euroopan parlamentissa. En pyri uudelleen ehdolle. 2014 tulin tänne Brexit-mandaatilla. Voitimme silloin Euroopan parlamentin vaalit. Olen pyrkinyt tekemään parhaani äh, mandaattia kunnioittaakseni. Sitten vaaleissa Britanniassa mandatoitiin Brexit-kansanäänestys ja myöhemmin sitten Brexit. Ja tämä vielä vahvistettiin neljään kertaan. Britti kansa on tehnyt näkemyksensä aivan täysin selväksi. Onkin surrealistista, että kolmen vuoden jälkeen keskustelemme Invest EU-ohjelmasta. 40 miljardia euroa veromaksajien rahaa ja 500 miljoonaa euroa vielä lisäksi tekniselle puolelle. Ja edelleenkään emme tiedä, onko yhdistynyt kuningaskunta osana mukana tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tätä ei voida taata. Maaliskuun 29. huhtikuun 12. kesäkuun 30. lokakuun 31. Syytän tästä kyllä brittihallituksen taipumattomuutta. Sitten Brittikansa on kertonut neljä kertaa jo poliitikoille, että unionin jäsenyys hylätään. Pitääkö kertoa vielä viides kerta Euroopan parlamentin vaaleissa? Brexit-puolue nyt nousee mielipidemittauksessa. Frank Sinatra totesi, että nyt loppu on lähellä ja verhot sulkeutuvat. Mutta nyt kun verhot ovat sulkeutumassa, niin kaikkien pitäisi voida todeta, että me emme onnistuneet toteuttamaan tätä omalla tavallamme, vaan sillä tavalla, kun valitsijamme tätä halusivat. Ja näin myös tulevien poliitikkojen tulisi toimia. Dziękuję panu. Mm, teraz proszę o zabranie głosu panią Maletic. E, Maletic. Zahvaljujem predsjedavajući. Čestitam kolegama izvjestiteljima. Kiitos. Haluan kiittää edustaja Fernandesia e, erittäin hyvästä mietinnöstä, joka liittyy tähän EU investä ohjelmaan Kuten komission jäsen sanoi, tämä on erittäin hyvä ponnistuslauta tuleville neuvotteluille ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä Euroopan parlamentin tulevalle mandaattikaudelle. Tämä on kolmas kerta, kun me puhumme täällä EU-investohjelmasta, koska tämä on hyvin tärkeää. Ja on tärkeää ei ainoastaan muotoilla tätä ohjelmaa, vaan myöhemmin myös täytäntöön panna tämä ohjelma jäsenvaltioissa. Ja varsinkin eh, parantaa sen näkyvyyttä. On hyvin tärkeää, että me rahoitamme projekteja, jotka eivät eh, saa rahoitusta eh, kaupallisista lähteistä tai kohesiopolitiikasta – vaan että me investoimme innovaatioihin, startup-yhtiöihin, startuppeihin, jotka sitten voivat äh, kasvaa suuremmiksi, tai yrittäjiin, joilla saattaa olla ongelmia ja tarvitsevat äh, toisen mahdollisuuden. Joten meidän on investoitava projekteihin, joilla on potentiaalia, mutta jotka eivät äh, saa kaupallisten pankkien lainoja. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös maantieteelliseen tasapainoon. Esir oli aina tarkoitettu enemmän kehittyneille valtioille. Nyt meidän täytyy auttaa myös vähemmän kehittyneitä valtioita. Kiitos. Ja sitten edustaja Beres. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Tämän tekstin hyväksyminen, joka liittyy investeu ohjelmaan on suoraa jatkoa sille, mihin komissio on sitoutunut SLT-ryhmän innoittamana Junckerin suunnitelman seurauksena vuonna 2015 ja uusinta sitten vuonna 2017. Mehän odottelemme rahoituspäätöksiä ja laajemminkin MFF vuodelle 2021-2027. Tämä on myönteistä kehitystä. No sitten hallintopuoli mahdollistaa sen, että pääsemme parempaan tasapainoon. Käytössä on strateginen ohjauskomitea, komission edustajat, investointipankit ja muiden kumppaneiden edustajat ovat mukana. Tässä muun muassa kansalliset kehityspaikat, pankit, pankkien edustajat ja itsenäiset riippumattomat asiantuntijat, joita myös parlamentti on nimittämässä kun tehdään tärkeitä strategisia investointeja, niin silloin huomioidaan aina ekologiset näkökulmat, kestävä kehity, kehitys ja sosiaaliset investoinnit, joissa näkyvät myös kulttuurikysymykset ja luovat alat. No sitten aikataulu, ei vain kalibrointikysymys, kun kyse on ympäristöasioista. Tämän täytyy todella olla sitoumustemme mukainen, eli 40 prosenttia MFFn varoista käytetään Euroopan talouden viherryttämiseen. Sitten investointipankin asema. Komissio on valinnut jälleen kerran käyttää investointipankkina pankkia ensisijaisena kumppanina Kuitenkaan hallinto siellä ei ole optimaalinen, kun katsotaan tämän parlamentin oikeuksia ja velvollisuuksia. Kiitos puhemies. E, pani Metz, jedna minuutta. Kiitos. E, sitten edustaja Metz. InvestEU particulier... Kiitos puhemies. InvestEU suuntautuu ennen kaikkea PK-yritykselle. Vaikkakin tässä on lukuisia muttia, niin silti hanke menee oikeaan suuntaan. On selkeät tavoitteet, joiden pohjalta taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Sitten neuvoa, antavilla keskuksilla on paremmat resurssit. Näin voimme tiedottaa paremmin ja jakautuminen maantieteellisestikin toteutuu paremmin. Kaikissa hankkeissa halutaan varmistaa ilmastokestävyys ja käytetään myös ilmastotavoiteindikaattoreita. Ikävä kyllä on edelleenkin InvestEU-ohjelman kautta investoida puolustusalalle ja sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ilmeisesti liity ilmastohankkeisiin, esimerkiksi fossiiliset polttoaineet tai lentokentät. Me emme halua, että EU tukee hankkeita, jotka ovat planeetan etujen vastaisia. Eli äänestäkää sitten toukokuussa vihreitä, jos olette tästä samaa mieltä. Kiitokset. Ja sitten edustaja Pospisil. Děkuji pěkně slovo Moi kollegové už zde... Kiitos. Kollegani ovat sanoneet jo hyvin paljon kaikenlaista tästä investointisuunnitelmasta, kaikenlaista, mitä täysin voin tukea. Invest EU on minusta erittäin tärkeä hanke. Ja kokemukset esiristä osoittavat, että tällaiset kannustimet ovat järkeviä ja että on tärkeää keskittyä sellaisiin alueisiin, joille on vaikea saada kaupallista rahoitusta. Niinpä pidän hyvänä sitä, että tässä hankkeessa tullaan keskittymään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ympäristön kysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja kehitykseen ja tutkimukseen. Uskon, että tulevaisuudessa tätä kautta osaltaan voidaan antaa tukea Euroopan taloudelle, myöskin ajatellen sen äh, vipuvaikutusta, koska sitä voidaan käyttää takuuna yksityisille luotoille. Niinpä olen iloinen siitä, että Esir saa nyt seuraajan ja että otamme opiksemme Esiristä ja että meillä on suunnitelma seuraavalle rahoituskaudelle vuodesta 2021 vuoteen 2027 ja että olemme todellakin ottaneet opiksemme ja parantaneet tulevaa hanketta asianmukaisesti. Ja niinpä toivon, että seuraava parlamentti pystyy viemään tien päätökseen niin, että tämä saadaan liikkeelle vuodesta 2021. Kiitos ja sitten edustaja Fernandes. Kiitos komission jäsen, puhemies. Tähän viiden vuoden ajan me sosiaaliset olemme Euroopan foorumeilla vaatineet sitä, että päättyy säästöpolitiikka ja olemme todenneet, että on välttämätöntä antaa investo- investoinneille impulseja, jotta saadaan ratkaistua kriisi. Olemme saavuttaneet tämän ja nyt olen saman tämän komission tuolle myöskin muiden ryhmien osalta, jotka ovat olleet mukana tukemassa esiriä. On ollut ratkaisevan tärkeää taistella kriisiä vastaan. Tämä on ollut ratkaisevaa viime vuosina. On tärkeää tunnustaa se askel, jonka nyt olemme ottaneet luodaksemme pysyvän välineen. Tämä uusi Invest EU se, joka pyrkii edelleenkin antamaan vauhtia investoinneille pysyvällä tavalla, se on hyvin tärkeää tänä aikana, kun me puhumme siitä, että nousee että mä pääsisi eteenpäin, mutta me saan kuitenkaan saa unohtaa sitä, että Junckerin suunnitelma syntyi, jotta saatiin aikaan antisyklistä politiikkaa ja että Eurooppa edelleenkin tarvitsee välineen tällaista politiikkaa varten, antisyklistä politiikkaa varten. Kiitos. E, domnule președinte aș dori și eu să felicit. kiitos. Kiitän molemmia esittelijöitä. Invest EU on yksi EUn pääpolitiikkoja e, ja että esimerkiksi saadaan liikkeelle yksityisiä e, investointeja koko EU:ssa ja että tarjotaan investoijille myös lisäturvatakeita. Ja Tätä kautta voidaan saada aikaan parempi elämä kaikille Euroopan kansalaisille taloudellisen ja ekologisen konversion kautta, digitalisaation kautta ja voimavarojen, resurssien vastuullisen käytön kautta. Yleensä nämä investoinnit keskittyvät vain tiettyihin jäsenvaltioihin ja sen vuoksi kun valitaan sitten tulevia projekteja Invest meidän täytyisi myös huomioida kaikkien jäsenvaltioiden maantieteellinen tasapaino niin, että voitaisiin myös äh, ylittää tiettyjä kuiluja. PK-yrityksillä on tärkeä rooli unionissa, mutta niillä on kuitenkin hyvin monimutkaisia menettelytapoja edessään, kun ne haluavat investointeja. Ja sen vuoksi Invest EU antaa niille tukea yksinkertaistamalla menettelytapoja, vähentämällä hallintoa sekä Euroopalla että kansallisella tasolla. Ja, äh, ja myös näiden paikallisten pienempien yritysten tuotteiden täytyy myös olla houkuttelevampia ja meidän täytyisi voida olla mukana auttamassa innovatiivisia tuotteita. Ja meidän täytyisi huolehtia myös, että saamme helppoa investointia monille eri sektoreille. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Ryby. Monet kiitokset, herra puhemies. Minäkin haluaisin kiittää, kiittää sitä kiitoksia Karasille äh, äh, PKY Interryhmä yrityksistä hän on vuosia tukenut tätä politiikkaa. PK-yritykset ovat strategisesti hyvin tärkeä asia väestölle on, ja niiden avulla luodaan hyvinvointia. Uskon, että myöskin viiden vuoden olen 25 vuotta seurannut lähes tätä kehitystä ja muista, miten vuoteen ohjelma PK-yritykselle luotiin vuodesta 2001 vuoteen 2005. Silloin meillä oli käytössä 450 miljoonaa. Seuraavassa ohjelmassa oli Mitchellin suunnittelu vuodesta 2007 vuoteen 2013. Me yrittäjyys- ja innovaatio sai yli 2 miljardia tukea. Ja nyt, ja nyt kahdella kolmella miljardilla sen jälkeen ei yrit, pk-yrityksiä sitten esirissä noin viidellä miljardia, nyt on tästä suurimmalla samalla vielä. Tässä nähdään, että PK-yritys, joka politiikka otetaan Euroopan tasolla vakavasti, ja näemme, että 55 prosenttia tästä summasta on tarkoitus ottaa myöskin ilmastoinvestointeihin ja Euroopan horisontti prosentista, horisontti 25 prosenttia, joten tätä kautta voidaan todeta, että Eurooppa harjoittaa hyvin edistyksensä politiikkaa. Ja kansainvälisesti tämä merkitsee sitä, että me tulemme saamaan hyvin johtavan aseman. Haluan kiittää komissaari Bienkovskaa, sillä tiedän, että ei ole yksinkertaista toimia pk-yritysten puolesta, mutta olemme osoittaneet, että se on mahdollista. Monet kiitokset ja kaikkia hyvää. Ähm, Kiitokset. Sitten seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Notis Marias on ainoa puhuja. Olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja Invest EU voisi olla avuksi, kun luodaan työpaikkoja, tuetaan osaamista, koulutusta ja niin edelleen. Tähän me tarvitsemme tässä, tässä meidän ei tule toistaa Junckerin suunnitelman erehdyksiä, koska Esirin osalta varsinkin Kreikassa suuremman osan rahasta imivät eurooppalaiset monikansalliset yritykset. Me itse asiassa rahoitimme monikansallisia, jotka veivät meiltä nämä rahat. Ja rahat oli tarkoitus investoida Kreikkaan. Ja yhtäkkiä saksalainen yritys lainasi investointipankilta 280 miljoonaa ja saman verran myös kreikkalaiselta pankilta. Ja ja sitten he saivat käsinsä Euroop, eh, Kreikan ja kaikki lentokennat. Ei tämä ole mitään investointeja, jotka tapahtuvat paikallisella tasolla, vaan tämä oli eh, EU-rahoittamaa yksityistämistä. Meidän tulee tukea PK-yrityksiä todellakin. Eh, Kiitokset. Ja nyt sitten puheenvuoro Rova Bienkoskalle. Olkaa hyvä. Puhemies, Arvoisat jäsenet, kiitos tästä keskustelusta. Kiitos myönteisistä kommenteista ohjelman liittyen. Pääjohtopäätös tästä keskustelusta on se, että tuki on huomattavaa InvestEU-ohjelmalle. Olen kuitenkin pannut merkille ne korkeat odotukset ja suositukset, joita ohjelmasta on nyt annettu. Välitän nämä eteenpäin ja ne varmasti huomioidaan myös komissiossa, kun ohjelmaa edelleen kehitetään. Kiitos vielä kerran tuesta esittelijöille ja varjoesittelijöille ja kaikille jäsenille. Kiitokset. Ja sitten vielä edustaja Fernandes esittää. O investimento público é importantíssimo. O invest... Julkisen sektorin investoinnit ovat hyvin tärkeitä yksityisen sektorin investoinnit ovat myös välttämättömiä. Ja se, että huolehditaan yksittäisistä aloitteista, vahvistetaan kilpailukykyä, vahvistetaan yrittäjyyttä, startuppeja, vahvistetaan Euroopan unionin tuottavuutta ja kilpailukykyä kaikkea yhtä aikaa. Tätä kautta me saamme myös aikaan paremmat palkat kaikille. Paremmat palkat julkisella sektorilla ja paremmat palkat myös yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin eh, investoinnissa on tärkeää, että hallitukset kantavat oman roolinsa. Ikävä kyllä minun kotimaassani Portugalissa eh, nykyisessä investointisuunnitelmassa eh, ja varsinkin edellinen ministeri Pedro Marques ei käyttänyt yhtään euroa, joka oli käytettävissä investointeihin. Ja Junckerin suunnitelma, samoin kuin Invest EUta, e voitaisiin käyttää myös sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Kaikkien täytyy kantaa oma osuutensa. Ja kun parlamentti eh, hyväksyy tämän ohjelman, että saadaan eh, mobilisoitua 700 miljoonaa euroa, me haluamme nähdä, että se jaetaan tasapainoisesti maantieteellisesti ja että eh, vahvistetaan myös tällaista investoijien neuvonantopistettä. Mutta me haluaisimme myös tällaisia kansallisia alustoja, jotka tukevat investoijia. Ja voisi myös olla alueellisia alustoja, jotta voitaisiin auttaa ihmisiä, kun he tekevät hakemuksiansa. Ja sitä kautta me voisimme sitten saada hyvin käytettyä Invest EUta ja sitä kautta saada parempaa työllisyyttä, parempia työpaikkoja, enemmän investointeja, enemmän kasvua ja en, kilpailukykyisempi Eurooppa ja myös äh, inklusiivisempi Eurooppa. Kiitokset. Keskustelu on päättynyt. Tämä oli viimeinen, jonka minä äh, olen äh, puhemiehenä vetänyt. Kiitän teitä yhteistyöstä. Äänestys on huomenna samoin kuin huomenna torstaina 8.30 täysistunto jatkuu. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin internetsivulla. Edustaja Rybi halusi vielä puheenvuoron. Herra puhemies, minä haluaisin täysistunnimissa kiittää myös teitä Teidän tapanne johtaa istuntoja on ollut esikuvallista ja toivotan teille kaikkea hyvää. Monet kiitokset. Kiitos ja toivon mukaan me tapaamme toisemme vielä äh, toisessakin yhteyksissä. Muissa keskustelussa vaikkapa teidän kotimaassa. Kiitos. Dziękuję bardzo.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 eilisen äh, täysistunnon pöytäkirjat ja tekstit äh, ovat äh, saatavilla. Onko niin huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten nyt esityslista, äh, pöytäkirja on hyväksytty. Ja siirrymme tämänpäiväisen iltapäivän esityslistan ensimmäiseen asiaan, joka on Metsolan mietintö eurooppalainen raja- ja merivartiosto. Ja edustaja Metsola saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Kun sain tehtäväkseni tämän mietinnön, tämän aiheen, kukaan ei ajatellut, että me kaikki olisimme kokoontuneena yhteen kuusi kuukautta ehdotuksen esittelyn jälkeen. Työ on ollut hyvin intensiivistä ja se on myös vaatinut paljon aikaa. Olemme keskustelleet tämän äh, aiheen kaikista teknisistä yksityiskohdista. Kollegat, varjoesittelijät ovat osoittaneet hyvää tahtoa, myös jäsenvaltiot ja komissio ovat olleet avuksi. Olemme voineet sopia uudesta järjestelmästä, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Neuvottelujen aikana pidimme mielessämme sen, että meidän on oltava oikeudenmukaisia niiden kohdalla, jotka tarvitsevat suojelua, tiukkoja niiden kanssa, jotka eivät ole tämän järjestelmän piirissä ja varmistaa se, että haavoittuvia ihmisiä ei hyväksikäytetä. Me äänestämme nyt tämän lainsäädännön puolesta ja odotuksemme on se, että voimme ylittää esiintyneet ongelmat ja saada aikaiseksi äh, tulevaisuuden äh, ratkaisun. Tarkoitus on varmistaa se, että rajamme ovat turvalliset ja näin voimme taistella rikollisuutta vastaan paremmin. Ja voimme myös varmistaa sen, että suojaa tarvitsevien ihmisten oikeudet toteutuvat ja maahanmuuttoa voidaan näin hallita haluamme varmistaa sen, että jäsenvaltiot myös kantavat oman vastuunsa ulkorajojen valvonnasta. Tämä on hyvin tärkeää, jotta maahanmuuttokriisi todella saadaan hallintaan. Tämä järjestelmä ei tietenkään ole ainoa ratkaisu tällä alalla, mutta se on kuitenkin oleellinen osa, jotta voimme tehdä myös muiden osapuolten kanssa yhteistyötä. Jos samankaltainen kriisi meitä kohtaisi kuin vuonna 2015, ne jäsenvaltiot, jotka ovat ulkorajoilla, esimerkiksi eh, Malta, voivat saada lisähenkilöstöltä apua tässä tällaisessa tilanteessa. Asetus, josta olemme viime kuukausina neuvotelleet, ei käsittele pelkästään 10 000 lisähenkilöstön edustajaa, vaan kyse on myös siitä, että voimme lisätä palautuspolitiikan tehokkuutta silloin, kun kyse on ihmisistä, jotka eivät ole oikeutettuja suojaan. Voimme auttaa myös jäsenvaltioita tässä työssä. Esimerkiksi niin, että maahanmuuttaja voidaan tunnistaa, identifioida ja voidaan myös varmistaa matkustusasiakirjojen oikeellisuus olen vakuuttunut siitä, että olemme voineet luoda uuden roolin virastolle niin, että voimme puolustaa myös perusoikeuksia. Jokaisen ihmisen perusoikeuksia todella kunnioitetaan. Voimme tarjota myös uuden tasoista suojaa eurooppalaisten arvojen pohjalta. Sehän on meille näinkin arkaluontoisessa kysymyksessä äärimmäisen tärkeää. Euroopan unionin on suojeltava perusoikeuksia ennen kaikkea silloin, kun niitä kaikista kipeimmin tarvitaan. Pulos. Have... Kiitokset ja sitten komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Muistunesk, president. <laughs> How was my pronunciation? No, miten minä lausuin? Lausuinko hyvin? Hienoa. No. No, hyvät kollegat, en piilottele teiltä sitä, että minusta Euroopan raja- ja merivartiosto on yksi minun avainehdotuksiani osana kattavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Me emme vain luoneet, vaan myös vahvistimme ja otimme käyttöön Euroopan raja- ja merivartioston ennätysajassa kovalla työllä ja ponnisteluin tietäen kuitenkin samalla hyvin, miten monimutkainen äh, lainsäädäntöprosessi on. Me olemme sitä huolimatta kaikista mieltä, että tämä on äh, merkittävä saavutus. Haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijä Metsolalle, kaikille varjoesittelijöille sekä Romanialle puheenjohtajamaana siitä, että on löydetty hyvin tasapainoinen kompromissi tästä ehdotuksesta. Tämä sopimus painottaa jälleen kerran sitä, että kun teemme yhteistyötä, voimme saada aikaan todellisia tuloksia ja osoittaa kansalaisillemme, että unioni on halukas ja kykenevä toimimaan. Kun kriisi, kuten muistatte, äh, iski kesällä 2015 Euroopassa, niin se yllätti Euroopan housut kintuissa. Eurooppa ei ollut valmis silloin meidän itäisen, itäisten ja e, eteläisten eli Välimeren rajalta virtasi alueellemme paljon ihmisiä. Tiesimme, että meidän on ryhdyttävä toimiin. Meillä ei ollut mitään konsolidoitua Euroopan rajavirastoa, ei järjestelykeskuksia eikä mitään EUn tasalla. Eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ei ollut sovelias siihen tarkoitukseen. Meidän informaatiojärjestelmämme eivät keskustelleet keskenään ja meidän lähestymistapamme siinä, miten yritimme saada kolmannet maat mukaan, oli sirpaleinen. Meidän oli pakko ryhtyä toimiin välittömästi sekä pitkän ajan toimi, toimia ajatellen että rinnakkain välittömien toimien kanssa. Nyt neljä vuotta myöhemmin, niin jokainen, joka yrittää ylittää rajamme, hänet identifioidaan, hän ottaa sormenjäljet ja hänen taustansa tutkitaan. Meillä on käynnissä Eurooppa eurooppalainen äh, raja- ja merivartiosto sekä äh, äh, myös rajavalvontajärjestelmä. Ja ne ovat yhä enemmän keskenään yhteen sopivat. Se, mistä me nyt puhumme, on pohja sille, että me saavutamme vielä enemmän. Yksi avainelementtejä on eurooppalainen raja- ja eh, merivartiosto eh, järjestelmä, jota tullaan lisäämään kymmenellä tuhannella rajavartijalla. Ja me tulemme näkemään ensimmäiset eh, toteutukset tästä jo tammikuussa 2021. Toinen avainelementti tässä ehdotuksessa, ja joka on myös hyvin tärkeä, on se, että virastojen oma henkilökunta tulee olemaan yhteistyössä myös täytäntöönpano henkilökunnan kanssa. Eli he tulevat toimittamaan sekä rajatehtäviä että palautuksia. Toki toimivaltaiset viranomaiset isäntämaassa ovat vastuussa ja heillä tulee olemaan myös ohjat käsissään niissä maissa, missä se tapahtuu. Isäntä maan viranomaisilla tulee olemaan mahdollisuus tarkistaa henkilöllisyys asiakirjaa, myöntää tai kieltää rajan ylitys, leimata matka asiakirjoja, valvoa ja tarkastaa henkilöitä, jotka ovat laittomasti ylittäneet rajat ja ryhtyä palautustoimiin, valmistella palautuspäätöksiä tai ohjata ohjata ulos henkilöt, jotka, joilla ei ole oikeutta tulla Euroopan unionin maaperälle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että henkilökunta on mahdollisimman hyvin koulutettua ja että operationaalista kulttuuria kehitetään henkilökunnan parissa. Tämä kompromissi varmistaa sen, että virasto voi paremmin ja aktiivisemmin tukea jäsenvaltioita palautuksissa, jotta voimme parantaa Euroopan unionin vastausta maahanmuuttohaasteisiin. Pidän hyvänä monia muitakin asioista, joista lainsäätäjät ovat päättäneet, kuten esimerkiksi se, että valtavirtaistetaan perusoikeuksien valvontaviraston operationaalisissa toimissa. Perusoikeuksien kunnioittaminen on kaikissa komission aloitteissa keskiössä, myös tässä. Kaikki ää, raja- ja merivartiosta viraston toimet kunnioittavat perusoikeuksia, jotka on määritelty perustamissopimuksessa. Virasto tulee tekemään läheistä yhteistyötä tulevan Euroopan turvapaikkaviraston kanssa. Virasto tulee auttamaan myös siinä, että varmistetaan, että ne, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua, palautetaan täysin kunnioittaen perusoikeuksia. Toivon, että kun uusi parlamentti äh, ryhtyy toimiin, niin silloin äh, tämä viraston käynnistäminen nopeasti toimistettaisiin. Haluaisin myös sanoa, että olen pahoillani siitä, että mahdollisuus äh, näihin äh, kuukausittaisiin differentioituihin maksuihin, maksuihin, niin sitä ei äh, hyväksytty. Tämän tarkoitus oli parantaa viraston äh, houkuttelevuutta työnantajana ja että voitaisiin varmistaa se, että pystytään nopeasti rekrytoimaan henkilökuntaa. Ja lopuksi Euroopan integroidun rajahallinnan eh, järjestelmän eh, käyttöönotto, jotta voimme huolehtia siitä, että valvotaan Euroopan rajoja, varmistetaan sen johdonmukaisuus eh, Euroopan unionin ulkopolitiikkojen kanssa. Kaiken kaikkiaan tämä uusi asetus johtaa siihen, että sekä virastolla että jäsenvaltioilla on välineet eh, ennakoida ja vastata tuleviin kriiseihin EUn ulkorajoilla. Ja loppujen lopuksi tämä tulee auttamaan myös siinä, että voimme eh, ylläpitää ja turvata Schengenin alueen vapaan liikkuvuuden. Kiitokset ja odotan mielenkiinnolla näkemyksiänne. Domnule rog pe Kiitokset äh, komission jäsen ja nyt sitten edustaja Geier. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Epäilemättä uusi valtuutus Euroopan meri- ja rannikkovartiostolle, rajamertivastolle hyvin tärkeä asia ajatellen, että löydetään ratkaisuja maahanmuuttoon. Uusi kapasiteetti henkilöstössä, jopa 10 000 henkilöön asti ja se, että tulee myöskin omia aluksia ja lentokoneita merkitsevät sitä, että tämä virasto voi toimia operatiivisesti ja myöskin pelastaa henkiä. Tähän tarvitaan valtaisia rahoituksellisia resursseja ja tämä voi toimia vain, jos me saamme aikaan laajennettu monivuotisen rahoituskehyksen. Tässä viittaus hallitusten ja valtioiden päämiehille muun muassa Itävallasta – joka pitää tärkeänä eurooppalaista rajavartiota. Hänen täytyy olla myöskin valmis siihen, että Euroopan budjetti on suurempi ja on mutta valmis, valmis myös maksamaan tähän budjettiin. Tämä voi olla vain osa tätä eurooppalaista johdonmukaista muutto, maahanmuuttopolitiikkaa, mutta tärkeää on torjua paon syitä ja tärkeää on myöskin se, että ollaan sodallisia pakolaisten vastaanotossa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Koeli jo puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission sen hyvät kollegat. Uuden tehostetun raja- ja hyväksyminen on tärkeä askel, jotta voimme suojella yhdessä tehostetusti ulkorajojamme. Tämä tarkoittaa turvallisuutta ja vapaata liikkuvuutta rajojen sisällä. Puhumme konkreettisesti kymmenestä tuhannesta rajavartiosta, jotka voidaan siirtää rajoille niissä jäsenvaltioissa, joiden rajat ovat kaikista haavoittuvimmat tai tilanne on hätätilanteen kaltainen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi väistellä omaa vastuutaan. Nämä vartijathan ovat osa jäsenvaltioiden rajavartioita. Kun ajattelen omaa jäsenvaltiota, niin, niin ollaanko siellä valmiita vuonna 2021 valmiita lähettämään valtava määrä rajavartioita eh, tosi toimiin? Voi olla, että tässäkin luvataan liikoja. No sitten palautuspäätökset ja niiden toteuttaminen silloin, kun kyse on henkilöistä, joilla ei ole oikeutta olla alueellamme alle yksi kolmasosa palautuspäätöksistä, joita tehdään, sitten etenee toteutusvaiheeseen saakka. Portugalista meillä ei ole tietoja näistä tapauksista. Viime vuonna saimme tietoja myös toissijaisesta liikkumisesta, eli kuinka moni turvapaikanhakija siirtyy maasta toiseen. Viisi hallitusta on estänyt Schengenin toimintaa ja sisärajat ylittävää liikkuvuutta ilman mitään mm, hyvää perusteltua syytä. Ja sitten edustaja Niedermüller, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää Roberta Matsola rakentavasta avoimesta yhteistyöstä. Ilman tätä tämä ehdotus olisi koskaan syntynyt. Samalla haluan kiittää myöskin komission jäsen Abramopulosta ja hänen työntekijöitään kestävästä tuesta. Kun vuonna 2015 yllättäen ja dramaattisesti lisääntyi Eurooppaan saapuvien pakolaisten lukumäärä, edes Euroopan rajojen suojeleminen muuttui hyvin tärkeäksi tehtäväksi. Tässä yhteydessä syntyi 2016 uusi Frontex-lakiesitys. Nykyinen mietintö käsittelee tämän lain edelleenkehitystä. Tämä on vaikutusalueeltaan laajempi ja siis laajempaa aineellista tukea ja merkitsee myös sitä, että tätä kautta useampi asiantuntija tulee saamaan tehtäviä. Minulle ja ryhmälle tärkeää oli se, että Frontex edelleenkin pitäisi yhtenä perustehtävänään merellä ajelehtivien pakolaisten pelastamisen. Tämä merkitsee sitä, että tätä humanitaarista velvoitettaan ei missään vaiheessa saa unohtaa. Ei saada sallia sitä, että äärioikeistolaiset hallitukset ja ministerit itsekään poliittisista syistä pelaavat ihmishengillä hyvän, tätä kautta myöskin varmistaa virastolle huomattavasti suurempi toiminta-alue. Ja tämä liittyy siihen, että voidaan myöskin palauttaa turvapaikanhakijoita kotimaihinsa. Tämä koskee Euroopan unionin alueella olevia pakolaisia. Nimittäin virastolla ei ole poliittisia eikä, eikä juridisia mahdollisuuksia puuttua sellaisiin toimiin tai osallistua sellaisiin toimiin, joiden kautta holma, kolmansista maista kuljetetaan takaisin sinne päätyneitä pakolaisia. Moraalisesti tämä merkitsee sitä, että vahvistaa edelleenkin sitä, että viraston täytyy kunnioittaa pakolaisten ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Minusta on hyvin tärkeää, että kun olemme perusteluista syistä pyrkineet vahvistamaan rajojen suojelua. Neuvosto kuitenkaan ne ole pystynyt pääsemään eteenpäin yhteisen pakolaisjärjestelmän aikaansaamisessa Euroopassa. Poliittinen kapea katseisuus ja itsekkyys ovat estäneet Dublinin järjestelmän uudistamisen, joka olisi hyvin tärkeää ajatellen, eh, että saataisiin aikaan edistystä. Vaikka rajojen suojeleminen on tärkeää, tarvittaisiin laajempaa jäsenvaltioiden sodellisuuden perustuvaa pakolaisten yhteiskunnallisen kotouttamisen myöskin huomioon ottavaa toimintaa, ja tämä on tehtävä, joka jää seuraavalle vaalikaudelle. Kiitos. Kiitokset sitten edustaja Vistisen. Kiitos. Asia, josta me puhumme tänä päivänä, on enemmänkin tällainen lupamenettelyjärjestelmä. Kysymys on siitä, että rajoja ei ole voitu valvoa kunnolla tähän mennessä niin, että oltaisiin voitu suojella Euroopan kansalaisia ulkopuolelta tulevilta uhkilta ja laittomalta maahanmuutolta. Sen vuoksi on hyvä, että komissio ryhtyy aloitteisiin Schengen-yhteistyön jälkeen, että saadaan raja- ja merivartiostovirasto ja tämä trilogi lopputulosta emme tue sen vuoksi, että tässä tämä tulee liian myöhään. Me olemme huolessamme siitä, että tässä on niin paljon turvalausekkeita, että emme ole varmoja siitä, että tämä tulee auttamaan Euroopan turvallisuutta ja sitä, että karkottamiset ja käännyttämiset ovat vaikeita. Tämä äh, ehkä tässä kumpi on tärkeämpää, kansalaisten äh, suojeleminen vai Schengen-yhteistyö? Ja sitten Griesbeck kaksi minuuttia. Puhemies, komission sen hyvät kollegat. Syyskuussa 2018 puheenjohtaja Juncker esitteli uuden Frontexin uudistusehdotuksen. Silloin esittelijä totesi, että ensimmäisestä uudelleen tarkastelusta oli kulunut jo riittävästi aikaa. Minä totean samoin, tämä aika on käytetty tehokkaasti hyväksi, mutta useita seikkoja on vielä avoinna. Olemme tyytyväisiä siitä, kuinka nopeasti saimme aiheen valmiiksi. Tasapainoisesti olemme aihetta lähestyneet äh, myös tehokkaasti. Kunnioitetaan myös perusoikeuksia, aivan niin kuin kansalaiset ovat meiltä vaatineet. Tästä huolimatta totean, että Olemme myös budjetin ja kapasiteetin kannalta ottaneet askeleen eteenpäin. Ja aivan niin kuin äsken kuulimme, myös kapasiteettia on parannettu. Kaksi pääseikkaa on kuitenkin sellaisia, joihin haluaisin vielä palata. Haluamme pysyvät joukot, jotka koostuisivat kymmenestä tuhannesta rajavartijasta ja johon myös jäsenvaltioiden on osallistuttava – Tämä on paljon tehokkaampaa ja uskottavampaa, konkreettisempaa kuin sen, että on vain 1500 henkilön eh, varajoukot, reservijoukot. Järjestelmä ei toimi hyvin. Tämä on siis tarpeellinen ja hyödyllinen edistysaskel. Toiseksi olen taistellut eh, esittelijänä eh, sen puolesta, että lopputekstissä mainittaisiin koulutuskeskus, Frontexin koulutuskeskus. Jos me haluamme päästä eteenpäin kansallisesta näkemyksestä, Totta kai jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia ja niillä on keskeinen rooli, mutta jos me haluamme toimia tehokkaasti eurooppalaisella vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella, jos haluamme, että on mahdollisimman vähän aukkokohtia, niin meidän täytyy toimia eurooppalaisesti. Meidän on perustettava eurooppalainen väline ja viraston on voitava tehdä yhteistyötä, eikä pelkästään vain tukea jäsenvaltioiden viranomaisia. Totta kai Käytännössä täytyy saada käytännönläheisyyttä, täytyy luoda eurooppalaista toimintakulttuuria koulutuksen alalle ja tätä, tämän puolesta teksti myös vetoaa. Haluan vielä kerran kiittää Roberta Metsolaa, meidän esittelijämme tässä aiheessa. Hän on energisesti tehnyt työtänsä, hän on ollut päättäväinen ja tehnyt myös erinomaista yhteistyötä. Näin pääsemme eteenpäin ja nopeasti. Ryhmäni luonnollisesti tukee äänestyksessä tätä uutta uudistusta. Kiitos. Mim, eh, doamna Albiol Guzman. Kiitokset sitten Albiol Guzman. Tämä vaalikausi on ollut sellainen, että voidaan puhumaan siitä, ketkä ajavat Eurooppaa, ketkä voivat puolustaa ihmiskuntaa. Tässä on politiikka, joka perustuu kuolemaan, joka koskee vain pakolaisia merille, että heitä kidutetaan tällaisissa hankintakeskuksissa ja että heitä kuljetaan kolmansiin maihin, joissa ei kunnioiteta heidän oikeuksiaan. Tämä on kovaa, mutta näin on. Tämä on Euroopan unioni. Ei ole luotu laillisia väyliä saapumaan, ei ole helpotettu humanitaarista viisumia savista, eikä ole saatu aikaan pelastusyksikköjä eh, merille. Vastuussa tästä politiikasta tuolla jossakin vaiheessa päätyvät vielä tuomio siihen eteen, että on syntynyt tuhansia kuolemantapauksia viimeisten viiden vuoden aikana Välimerellä. Heidän politiikkaansa, jolla pyritään sulkemaan rajat, joka velvoittaa pakolaiset tai pelaamaan hengellään merillä, on johtanut siihen, että kymmenen henkilöä kuolee päivittäin. Tämä käytäntö on ollut epäinhimillistä. Euroopan raja- ja merivartiosto on puolisotilaallinen elin, jolla on vuotuinen budjetti, joka on lähes 2 miljardia euroa, jolla pyritään suojelemaan rajoja, jolla pyritään harjoittaa ihmisten kuljetuksia ja pidätetään maahan tulijoita ja suljetaan heidät tällaisiin pidätyskeskuksiin. Tätä merkitsee siihen, että pyritään siihen, että kukaan ei saisi jalkaansa Euroopan maaperälle. Tämä on sosiaalidemokraattien, konservatiivien liberaalien toimintaa. Mim, Keller. Kiitokset. Edustaja Keller, kaksi minuuttia. First of all, I would like to really... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme erinomaisesta yhteistyöstä ja hyvin äh, mukaanottavasta työstä. Minusta meillä parlamentilla oli hyvin rakentava lähestymistapa, varsinkin mitä tuli etsintää ja pelastustehtäviin. Me tässä parlamentissa äänestimme huolehtiaksemme siitä, että Frontexilla oli vahvempi mandetti eh, näissä pelastustoimissa, johtuen nimenomaan näistä humanitaarista kriiseistä, jota tapahtuu välimerellä päivittäin, joten olin todella tyytyväinen, että meillä oli enemmistö siinä. Mutta jäsenvaltiot suhtautuivat asiaan ihan eri tavalla. He pysäyttivät meidän pyrkimyksemme ja esittelijän pyrkimykset eh, asettaa eh, etsintä ja pelastustoimet vahvemmin mukaan tähän tekstiin, ja se on todella ongelma. Joten Frontex voi nyt pelastaa ihmisiä vain äh, rajavalvontatehtävien puitteissa, joka merkitsee vain 30 merimailia äh, Sisilian rannikolta ja tämä on hyvin pieni alue. Eikä tämä ole se alue, missä on näitä ongelmia ja ihmiset hukkuvat välimereen juuri nyt, kun kaikki katsovat samalla. Me tiedämme, missä he ovat äh, koordinaatit ovat selkeät ja Frontex tietää ne, mutta kukaan ei pelasta näitä hädässä olevia ihmisiä. Eli kansalaisjärjestöt kriminalisoidaan, heidän laivansa, aluksensa takavarikoidaan ja Frontexkin valvoo vain lentokoneilla ja ohjaa sitten kaiken Libuaan takaisin, mutta Libyassa on sisällissota käynnissä, ei kukaan siellä vastaa puhelimeen tai lähde pelastamaan. Ja tämä rikkoo EUn velvollisuutta pelastaa ihmiselämiä Eh, ohjaamalla heidät olemassa olemattoman Libian eh, pelastuskeskukseen. Eli me tarvitsemme Euroopan tasolla organisoitua pelastustoimintaa. Mutta me emme voi odottaa tätä, vaan meidän täytyy käyttää jo olemassa olevia keinoja, muuten me annamme Euroopan arvojen hukkua yhdessä ihmisten kanssa Välimereen. Keller, would you accept? Edustaja Keller, hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Retericiltä? Nope. Ei. Sorry. I tried. No, ainakin yritin parhaani. No niin. Edustaja James, yksi minuutti. Mike, Mike. Euroopan unioni pyrkii turhaan käsittelemään maahanmuuttopolitiikkaa, joka on aivan epäjohdonmukaista. 11 miljardia on juuri sidottu tähän hankkeeseen. Viime kuussa Franz Timmermans täällä totesi, että Eurooppa ei ole enää maahanmuuttokriisin keskellä, niin kuin vuonna 2016 hän ei muistanut, että tällä viikolla juuri Libyasta ilmoitettiin, että eh, sadat tuhannet maahanmuuttajat eh, ovat valmiita tulemaan Libyasta Eurooppaan. 11 miljardia on sidottu, 10 000 rajavartijaa on järjestelmässä ja eh, ihmisten salakuljettajat eivät tietenkään ole luovuttamaan. Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Espanjalla on omat ongelmansa. avoimen Euroopan viestin tulisi nyt todella äh, jo unohtua. Tämä viesti pitää vetää pois, muutoin ongelmat Euroopassa vain pahentuvat. Skota, Edustaja Skota, olkaa hyvä. Okay. Kiitos puhemies. Viime vuosien aikana olemme kokeneet maahanmuuttovirran, joka on suuntautunut EU-hun ja erityisesti Italiaan. Pysyvän raja- ja merivartioston luominen tarkoittaa sitä, että perinteiset sisäisen järjestelmän joukot heikentyvät vastaavasti ja investoinnit pienenevät rahoitus unionista on siis riittämätön kompensoimaan niitä taloudellisia puutteita, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Tähän täytyy vielä lisätä mahdottomuus jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, lähettää äh, virkamiehiä äh, näihin toimiin. Me tarvitsemme jäsenvaltioille rajapalvontaan siis kansallisia varoja. Pysyvät äh, joukot kenties olisivat tehokkaita, jos niitä käytettäisiin maarajoilla, mutta niitä ei varmaankaan voida käyttää merirajoilla. Vaara, joka tähän sisältyy, on vaara, joka kohtaa myös Italiaa. Eli voi käydä niin, että syntyy ikään kuin vetovaikutus laittomasti maahantulijoille, jotka tulevat laivoilla kohti Eurooppaa – Sofia-operaation mandaatti on rauennut ja kun nyt tämä uusi järjestely hyvä, hyväksytään, niin otetaan monta askelta taaksepäin. Näyttää siltä, että tämä järjestelmä on varsin vaatimaton. Tarvitaan valtavia ponnisteluja jäsenvaltioissa. Eli sanat eivät riitä, täytyy ryhtyä toimiin. Frontex on toiminut niin, että vuonna 2017 on 80 prosentilla voitu vähentää maahantulijoiden määrää ja tämä johtuu esimerkiksi oman maani maahanmuuttopolitiikan muutoksesta. Tarvitaan lisää tehokkuutta, mutta kenties tarkoitus on aivan toisaalla. No, sun minut. Ja sitten edustaja Sinadinos, yksi minuutti. Kiitos. Olen nyt viisi vuotta ollut parlamentin ja sen havaisin vetää yhteen se, mitä olen tehnyt. Olen iloinen siitä, että Euroopan politiikka sopeutuu, että se nyt ottaa näköpiiriin se, mitä toisessa tapahtuu ja huomioon sen, mitä kansalaiset ovat toistaneet. Nimittäin se, että täytyy varjella kansalaisten turvallisuutta ja huolehtia meidän edustamme ja pysäyttää laittomien maahanmuuttajien tulo. Tähän tarvitaan turvallisia rajoja ja myöskin jäsenvaltioiden itsenäistä toimintakykyä kansallinen itsepärjäämisoikeus, jota jaetaan, se ei vahvistu eikä sitä tule enemmän, vaan päinvastoin se heikentää meitä. Ja on niin, että rajoja ei voida hallinnoida yhdessä, rajat vain tätä kautta katoavat. Ja nyt jos rajoja, sitä rajoja jaetaan eri kategorioihin, mutta kyllä rajat ovat rajoja. Euroopan unioni on kiinnostunut vain siitä, että Saksan ja sen liittolaisten etuja valvotaan. Ei kysymys ole rajojen suojelemisesta, vaan tässä halutaan vain pysäyttää laittomat maahanmuuttajat tiettyjen maiden rajoille. Ja Lennart. Kiitos puhemies. Puhemies, Alanko ähm, maiden rajojen ulkopuolella äh, tänä päivänä onkin äh, Lesbos ja Lampedusa, koska meidän täytyisi siis näihin ongelmiin vastata yhdessä tehokkaalla tavalla, jos me haluamme tulevaisuudessa hyötyä Schengen-alueesta ja silloin meidän täytyy tietää, kuka Eurooppaan tulee. Ja jos me haluamme pitää hallinnassa maahanmuuton ja huolehtia siitä, että kielteisen päätöksen saaneet ihmiset palautetaan, silloin yhteinen raja- ja merivartiosto on välttämätöntä. Ensinnäkin meidän täytyisi laajentaa tätä 10 000 rajavartijaa niin, että voisimme intensiivisesti valvoa ulkorajojamme. Ja me tarvitsemme myös suunnitelman niin, että meillä on yhteinen suunnitelma, eikä niin, että joka kerta tarvitaan ad hoc suunnitelmat, kun tulee kriisi. Ja mikäli joku maa aiheuttaa sen, että syntyy ongelmia rajavartion niin silloin virasto voisi hoitaa tämän ja tehdä myös yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa ja se voi myös tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja palauttaa laittomat maahanmuuttajat. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin, että voimme parantaa meidän rajavartiotamme ja haluaisin kiittää e, esittelijä Roberta Metsolaa sitä voimakkaasta tavalla, jota hän tämän teki ja sai sen niin tehokkaalla tavalla parlamentissa lävitse. Sipel. Sitten edustaja Sipel. Kiitos. Varmat ulkorajat ovat tärkeitä toimivalle Schengenin alueelle ja tästä syystä pidämme hyvänä sitä, että vahvistetaan Euroopan raja- ja merivartiostoa. Mutta jotkin jäsenvaltiot sekoittavat turvalliset rajat täydelliseen rajojen sulkemiseen. Ja tämä on se, joka ajaa ihmisiä, jotka pakenevat väkivaltaa ja vainontaa eh, ihmisalakuljettajien ja erilaisten sotilaallisten ryhmittymien käsiin. Ja me näemme seuraukset tästä erityisesti Libyassa tällä hetkellä, mutta ei riitä vain se, että jäsenvaltiot eurooppalaisia kansainvälisiä kristillisiä vastuitaan eivät ota huomioon, kun on kysymys konservatiiveista tai ääriokassalaisista silloin eurooppalaisilla olisi jo nyt kolmansissa maissa sellaisia tahoja, jotka auttaisivat palauttamisessa edelleen kolmansiin maihin. Tämä merkitsi sitä, että omaa vastuuta siirrettäisiin muualle. Ja tämä on tässä menestyksekkäästi torjuttu. Milloin neuvosto, joka tänne ei ole edes ilmestynyt paikalle, milloin neuvosto aikoo tässä turvapaikkapaketissa osoittaa samaa intoa jota se on osoittanut silloin, kun neuvoteltiin raja- ja merkivartiostosta rajojen sulkemisesta. Milloin aletaan puhumaan laillisesta maahanmuutosta, koska vain sillä tavoin me voimme todellakin kestävällä tavalla näitä haasteita, joita rajoillamme ottaa huomioon, pitää kiinni perinteisistä omista arvoistamme. Edustaja Sipel, hyväksyttekö sinisen kortin Shoidrovalta? Ja. No en. En hyvä. No niin, ei voi mitään. Seuraavaksi edustaja Kölmel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. On totta, että Frontexia täytyy vahvistaa ja silloin me tarvitsemme enemmän henkilökuntaa. Se on tärkeä toimenpide, mutta samanaikaisesti se, että äh, lisättäisiin 10 000 henkilöön siinä äh, henkilökuntaan, niin siinä on ongelmia, koska emme me ratkaise ongelmia sillä, että me aina vaadimme lisää rahaa. Se, mitä me tarvitsemme maahanmuuttopolitiikassa, on kunnollinen säätely, joka on kattava ja joka antaisi takaisin EUlle ohjat käsiin. Meidän ei täydy myös voida vain valvoa rajoilla, vaan meidän täytyy voida päättää, kuka EUhun tulee ja kuka ei. Eli meitä on enemmistö, jotka hakevat äh, äh, yksinkertaisia ratkaisuja vain rahalla ja silloin ongelmat muuttuvat vain vaikeammaksi. EU ei jälleen kerran ole valmistautunut, jos tai kun syntyy uusi kriisi. Ja se ei ole kansalaisten mielen mukaista. Jos me haluamme EUn, joka on lähellä kansalaisia, silloin meidän täytyy ottaa kansalaisten äh, tahto myös vakavasti. Ja sen vuoksi minä toivoisin tästä oikein perustavaa keskustelua. Minut. Edustaja Wikström, yksi minuutti. Kiitos. Ensinnäkin monet kiitokseni kollega Roberta Messolalle erinomaisesta työstä tämän asian parissa. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, jota olemme voineet nauttia näiden vuosien aikana. Ja kiitos myös komission jäsenelle erinomaisesta ehdotuksesta. Kun lennän yli Euroopan, en näe mitään rajoja. Nämä sanat on sanonut Václav Havel, ensimmäinen vapaan Tsekoslovakian presidentti ja Euroopan integraation menestys, se, että sisärajat ovat kadonneet, perustuu siihen, että on voimakkaat ulkorajat. Haluan olla täysin selväsanainen. Ei kysymys oli siitä, että luodaan Euroopan linnoitusta, että käännytetään ihmisiä. Kysymys on siitä, että harjoitetaan valvontaa siitä, minkälaisia ihmisvirtoja saapuu ja lähtee unionista. On tärkeää, että me harjoitamme kunnollista valvontaa, turvallisuustarkan tarkastuksia asiallisella tavalla koskien kaikkia niitä henkilöitä, jotka etsivät kansallista suojelua täältä. Kunnollinen rajan suojelu on myös ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan estää salakuljettuja väärentöjä tuotteita ja sellaisia aineita ja tuotteita, joita emme halua Euroopan unioniin. Tämän mietinnön tänään hyväksymme ei tähtää siihen, että tapahtuu täysin federalisoitu toimivalta. Minun mielestäni tämä on tie eteenpäin, mutta tämä on kuitenkin hyvin oikea askel oikeaan suuntaan. Ja puhemies, minä olen ollut tämän talon jäsen kymmenen vuotta, ja meidän on viimeisiä niin nyt näiden kymmenen vuoden jälkeen täällä täysistunnossa. Haluan kiittää jokaista kollegaa ja kaikkia, joiden kanssa on yhteistyötä. Ja pitää muistaa, että siellä missä politiikka päättyy, siellä ystävyys säilyy. Ja tämä saattaa olla myöskin mahdollisuus uudelle alulle. Kiitos. You are an optimist. Sometimes politics ruin. No, te olette optimisti. Joskus politiikka tuhoaa ystävyyksiä, mutta toivottavasti se toteutuu, mitä te sanoitte. Edustaja Forenza, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitos, puhemies. Yli 1300 kuollutta pelkästään viime vuonna. Nämä ovat kuolleiden niin ihmisten lukumäärät Välimereltä. Ja nyt puhumme palautuspolitiikan tehostamisesta. Euroopan unionin tulisi pikemminkin omaksua aivan toinen tie. Ennen kaikkea todeta, että Libyan satamat eivät ole turvallisia satamia. Edelleenkin jotkut jäsenvaltiot Euroopan unionissa katsovat, että on mahdollista palauttaa ihmisiä Libyaan. Näin tapahtuu esimerkiksi Italiassa. Jos me haluamme tulla muistetuiksi sellaisiksi, jotka ovat lisänneet kuolemantapausten määrää äh, Välimerellä, äh, emme me voi palauttaa Libyan ihmisiä, koska he kärsivät siellä kidutuksesta. Emme me voi myöskään antaa Libyan rannikkovartiostalle näitä tehtäviä äh, pelastaa ihmisiä, koska se ei toteudu. Tämä täytyy välittömästi keskeyttää. Euroopan unionin ja Libyan väliset sopimukset on välittömästi jäädytettävä. Salviinin suljetut satamat täytyy avata ja myös siviilitoiminta täytyy sallia. Minut. Edustaja Valero, yksi minuutti. Kiitos. UNHCRn mukaan joka päivä noin 44 400 ihmistä joutuu lähtemään kodeistaan sodan tai vainon vuoksi. Ja 2017 68,5 miljoonaa ihmistä oli pakosalla. Ja Uhansaaren mukaan myös äh, luonnonkatastrofit ja ilmastonmuutosongelmat tulevat johtamaan suuriin ihmisten äh, muuttoliikkeisiin. Meillä tulee olemaan 200-250 miljoonaa ilmastonmuutospakolaista äh, plus vielä ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään pakoon myös merenpinnan nousua. Ja vain pieni osa näistä ihmisistä on painut Eurooppaan. Mikä meidän vastauksemme on niille muutamille, jotka tänne tulevat? Kyllä, me olemme valmiita panostamaan suuria resursseja siihen, että pidämme heidät poissa täältä. Ja se, että vahvistetaan raja- ja merivartijastovirastoa on myös hyvä esimerkki tästä. Ja meidän pitäisi itse asiassa panostaa siihen, että voimme ennaltaehkäistä tätä pakenemista. Kiitos arvoisa Kiitos, puhemies. Sanotaan kollegat tämä aivan selvästi. Eurooppalainen uudistus tässä järjestelmässä on ollut valtava epäonnistuminen. Mitään ei ole tehty Dublinin sääntöjen muuttamiseksi, vaikka sitä edelleen tarvittaisiin. Libya on liekeissä Edelleenkin Euroopan rannikoille tulee ihmisiä. Kukaan ei ole valmis tarjoamaan näille ihmisille turvapaikkaa. Aivan niin kuin 2015 ulkorajojen valvonta on ainoa ratkaisu, jota tarjotaan ja Frontexin vahvistaminen on osa sitä. Eurooppa haluaa ulkoistaa ongelman joillekin maille maksamalla likaista rahaa ja samanaikaisesti rajat halutaan sulkea entistä tiiviimmin. Frontexin rooli on viimeisin askel tässä uudistuksessa. Halutaan saada jonkinlaista mm, kehuskelun aihetta vaalikampanjaan tarvittaisiin uudistusta koko turvapaikkajärjestelmään. Kuitenkin eurooppalaista solidaarisuutta vastustetaan. Tietyt jäsenvaltiot eivät halua edes puhua tästä aiheesta. Me olemme lykänneet tätä ehdotusta ja on vedottu siihen, että jäsenvaltiot ovat suvereeneja. Ja nyt tämä on aivan liiallista, tämä suvereniteetin korostaminen. Komissio on vaatinut jäsenvaltioilta asioiden hoitamista. Ne eivät kuitenkaan ole voineet täyttää rooliaan. Ja nyt sisärajoille on sitten siirtynyt, ovat siirtyneet ne ongelmat, jotka ovat oikeastaan ulkorajojen ongelmia. Euroopassa solidaarisuuden periaate, joka on kirjattu myös perussopimukseen, on käytännössä toimimaton. Minut. Sitten edustaja Epitideios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι... Kiitos Käytäntö on osoittanut, että Frontex on pyrkimys, joka epäonnistui, mutta Euroopan unioni haluaisi korvata Frontexin raja- ja merivartiostovirastolla. Ja sinne haluttaisiin lisätä henkilökuntaa 10 000 rajavartijaan. Ja tämä rahat tulisi sitten veronmaksajilta ja tätä, tämä raha katoaa tähän koko organisaatioon. Ja tällä tavalla otetaan valtiolta pois mahdollisuuksia itse vartioida omia rajojaan. Ja tämä ei ole minusta mitenkään loogista. Paras rajavartiointi valtiolle on se, että valtio itse huolehtii siitä – ja käytäntö on osoittanut, että suurin osa jäsenvaltioista haluaa sulkea rajansa, kun tulee näitä odottamattomia maahanmuuttovirtoja ja silloin tästä syntyy ongelmia niille maille, joihin nämä ensimmäisenä tulevat, kuten esimerkiksi Kreikalle. Kreikka on se, jolle aina on jäänyt musta pekka käteen. Uh, Diaz de... Seuraavaksi Diaz de Mera. Señor Puhemies, hyvä komission jäsen, onnittelen Roberta hyvin tehdystä työstä, mutta muistutan siitä, että tärkeimmät ehdotukset, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja turvapaikkakysymyspakettiin ovat edelleenkin neuvostossa. Me tulemme äänestämään tämän astuksen puolesta, jota antaa enemmän toimintamahdollisuuksia Euroopan raja- ja merivartiostolle. On ratkaisevan tärkeää, että annetaan tarvittava kapasiteetti, jotta voidaan taata sellainen valvonta, joka pyrkii säätelemään tehokkaasti maahanmuuttoa ja voidaan myöskin taata korkea taso turvallisuudessa unionin sisällä, kuitenkin samanakaan huolehtien siitä, että ihmisten vapaa liikkuvuus säilyy. Se, että luodaan elin, jossa on 10 000 vartijaa ja että jäsenvaltiot saavat tukea palautus toimissa ja voidaan harjoittaa yhteistyötä kommersen maiden kanssa ovat sellaista operatiivista toimintaa, joka on perustava laatuista, jolla voidaan taata se, että on vakaa ja kestävä toiminta niin vastaanottomaissa ja kauttakulku kuin lähtömaissa. Tämä yhdessä Europolin kanssa on yksi kulmakivi sille, että taataan, että on oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alue Euroopan unionissa. On tärkeää, että Euroopan parlamentissa me jatkamme työtä niin, että pyrimme saman aikaan lisää operatiivista toimintavaltaa tällä virastolla samoin kuin parempaa budjettia. No, on turvallisuutta. Turvallisuus on sitä, että tämä vartioston toiminta noudattaa kansainvälistä merioikeutta, kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja perusoikeuskirjaa, joka Euroopan unionilla on. Kiitos. Ähm. Kiitos, edustaja Fajon. Hvala. Strinjam se, da potrebujemo... Puhemies, kiitos, että saan puheenvuoron. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme parempaa Euroopan unionin ulkorajojen valvontaa. Sehän on oleellista Schengenin alueen toiminnan kannalta ja myös maahanmuuton hallinnan kannalta. Jäsenvaltioiden tulisi laajentaa Frontexin mandaattia, jotta voimme saada aikaiseksi kymmenestä 000 henkilöstä koostuvat uudet rajavartiojoukot vuoteen 2027 mennessä. On tärkeää, että jäsenvaltiot säilyttävät päävastuun rajojen hallinnoinnista – on varmistettava se, että suojelemme myös kaikkien henkilöiden perusoikeuksia silloin, kun Frontex heidät palauttaa kolmansiin maihin. Frontexin tekemä yhteistyö kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Länsi-Balkanin maiden kanssa, tulisi alistaa uusille sopimuksille, jotka varmistaisivat ihmisoikeuksien suojelemisen. Varoittaisin myös siitä, että uudet rajat uudet säännöt ulkorajojen valvonnasta eivät ole valideja, jos niitä ei hyväksytä myös sisärajojen suhteen. Tsembaski. Kiitos, kiitos puhemies. Mikäli olisi yksi virasto, jota voitaisiin EU:ssa hyödyntää, joka olisi kaiken rahoituksen arvoinen, niin se on nimenomaan Frontex. Ulkorajat ovat erityisen tärkeät jotta voimme varmistaa vapaaliikkuvuuden EUn sisällä, joten meidän täytyy olla johdonmukaisia ja tiukkoja rajoillamme ja sen vuoksi pidän erittäin hyvänä Frontexin laajennettua mandaattia ja äh, sitä, että meillä on siellä pysyvä henkilöstö. Ja olemme sanoneet äh, yhä uudelleen, että meidän on tehtävä yhteistyötä, äh, jotta voimme pysäyttää laittoman maahanmuuton. Tämän Euroopan pitäisi olla suljettu talo niin, että voimme suojella omaa elintasoamme ja laatuamme. Mutta maa, taloudelliset maahanmuuttajat, jotka eivät hyväksy meidän arvojamme ja elämäämme, heillä ei ole mitään paikkaa meidän maissamme ja sama koskee myös terroristeja. Domnul. Seuraavaksi edustaja Urta Sun. Kiitos puhemies. Tämä vaalikausi tulee olemaan 120 000 ihmisen kuoleman häpeän merkeissä. Tärkeää olisi uudistaa asioita, jotka liittyvät turvallisuuteen turvapaikkaan ja maahanmuuttoon, ja nämä ovat juuttuneet, ja nyt sitten on tämä sosiaalisuus, joka koskee meri, merivaltiosto, ja tässä on kuitenkin sellainen <clears throat> mekanismi, joka sekä varvistaisi perusoikeudet, ja ei ole myöskään sitä, että etsitään ja pelastetaan ihmisiä välimerellä, ja tämä kuitenkin se, mitä oli asia, jota parlamentti esitti omassa neuvotteluvaltuutuksessaan. Tätä kautta myöskin tehdään rikollisiksi kansallisjärjestöt, jotka toimivat, jo, voivat antaa huma, nämä ovat kuitenkin antamaan ympäristömuotoja lähteä pelastamaan. Me tätä kautta teemme rikollisiksi kansallisjärjestöt, jotka kuitenkaan ota huomioon erityisesti sitä, että voitaisiin ottaa julkista etsintää ja pelastustoimintaa merillä Tämän häpeän osalta tilanne on se, että politiikka on muutettava todella radikaalisti. Damna. Kiitokset edustaja Gall. Komission jäsen, hyvä puhemies. Frontexi osaltaan on se, joka suojelee ulkorajoja Euroopanissa, mutta kun ensisijaisesti kuitenkin rajojen suojelu on jäsenvaltioiden tehtävä, Frontexin mandaatin vahvistaminen, sillä ei kuitenkaan ei puututa sitten jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Tällä ei vaaranneta sitä, että jäsenvaltiot huolehtisivat rajojen valvonnasta, koska tämä kaikki voi tapahtua vain yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mutta kysymys on vain se, että voiko tällaista yhteistyötä todella olla. Pahoittelemme sitä, että tässä ei tehdä mahdollisesti sitä, että Frontex voisi antaa esimerkiksi tukea Makedonialle tai muille maille, joista pyr- niin, että näistä maista voitaisiin poistaa laittomia maahanmuuttamia, koska tässä Frontex voi ottaa suurempaa tehtävää ja laittomien maahanmuuttajien poistamista näissä maissa. Unkarin hallituksen on ollut tärkeää aina rajojen puolustaminen. Ulkorajojen puolustaminen on ollut sellainen asia, jossa molemmat ovat hyvin tärkeän tehtävän itsellemme. Tätä kautta olemme suojelleet Eurooppaa. Ja, ja me odotamme nyt sitten ennen kaikkea sitä, että Euroopan unioni antaisi enemmän rahoitustukea ulkorajojen suojelemiseen, nimittäin Unkari ei kuitenkaan ole näitä rahoja nähnyt. Damna Guillaume. Sitten Varmasti on välttämätöntä vahvistaa Frontexia, koska ulkorajoja on suojattava eurooppalaisin toimin. Näin ollen sopimus onkin tervetullut. Tueksi tarvitaan myös perusoikeuksien kunnioittamista silloin, kun ulkorajoilla henkilöitä valvotaan. Mandaatin loppupuolella haluaisin todeta kaksi harminaihetta. On ikävää, että meillä ei ole aktiivista meripelastus- ja etsintäoperaatiota käynnissä. Yli 1200 ihmistä on kuollut viime vuonna Välimerellä. Jäsenvaltiot väistelevät valtuuttaan. Nyt tarvittaisiin todella etsintä- ja pelastustoimintaa. Kansalaisjärjestöt toki toimivat. Nyt niiden toiminta on estetty ja satamia suljetaan ja ihmisalla kuljettavat vain tästä hyötyvät sitten tarvittaisiin uutta uudistusta Frontexiin. Minkälaista uudistustahan ei ole turvapaikkajärjestelmää vielä saatu aikaan. On jäsenvaltiot, jotka haluavat juvittaa tätä uudistusta, vaikkakin parlamentti on jo kaksi vuotta sitten esittänyt oman kantansa aiheesta. Anna Tomasic, un minut. Edustaja Tomasic, yksi. Frontex treba imati ulogu zaštiti vanjskih Kiitos puhemies. Frontexilla täytyy olla ulkorajojen suojelijan rooli, mutta tämä ehdotettu viraston rooli on väärä. Sen sijaan, että eh, käytettäisiin tällaisia, nope, eh, pitäisi olla tällaisia eh, nopean toiminnan joukkoja. Sen sijaan tästä on nyt vain te, tekeillä tällainen byrokraattinen palvelu – ongelma, joka liittyy laittomaan maahanmuuttoon, täytyy ratkaista sen lähteillä. Ja Frontexin täytyy myös voida osallistua kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen kolmansiin maihin. Ja esimerkiksi palauttaa henkilöitä toisiin kolmansiin maihin eikä ainoastaan alkuperämaihinsa. Ja meidän täytyisi pyrkiä toimimaan mahdollisimman kaukana meidän rajoistamme. Me tarvitsemme drastista muutosta, ei kosmeettista. Edustaja Rangel. Doamna Kienge, un minut. Edustaja Kienge, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies hyvin vastuullisesti parlamentti on vienyt eteenpäin asetuksuudistusta, jonka pohjalta voimme perustaa rajavalvontaviraston. Meillä on ollut sisäisiä ristiriitoja, jotka olemme voineet ylittää, olemme neuvotelleet ja saimme aikaiseksi sopimuksen, joka toki voisi olla kunnianhimoisempi, mutta joka kuitenkin vakiinnuttaa yhden neljästä pilarista, jonka komissio on omassa maahanmuuttostrategiassaan tunnistanut. Kyse on ulkorajojen hallinnoinnista. Muistutan kuitenkin, että komissio samassa pilarissa tehos, kehottaa Eurooppaa tehostamaan myös meripelastus- ja etsintäoperaatioita. Rajoja täytyy totta kai hallinnoida tehokkaasti, se pitää paikkansa, mutta täytyy kunnioittaa myös perusoikeuksia. Me olemme onnistuneet säilyttämään näiden oikeuksien äh, turvaamisen ja olemme myös halunneet säilyttää pelastusoperaatiot, jotka ovat keskeinen osa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Haluan kiittää komission ja sen Avramopulosta ja vedota teihin vielä näin vaalikauden lopussa, jotta Sofia-operaatio palautettaisiin ja voitaisiin puhua vielä enemmän näistä pelastusoperaatioista. Kiitokset, edustaja Rade. Puhemies, kiitos. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Muistan erittäin selvästi, että viisi vuotta sitten aloitin toimikauteni täällä Euroopan parlamentissa. Ja tuolloin ajatus siitä, että luotaisiin tällainen rajavartiosto, oli vain tällainen epämääräinen hanke, ei ollut selvää, että se toteutuisi aiemmin kuin vuonna 2030. Mutta olimme aika naiveja, koska vain vuotta myöhemmin yli miljoona maahanmuuttajia ja pakolaista ylitti Euroopan unionin ulkorajat. Ja vaikka äh, rajavartijat olivat hyvin valmistautuneita, he eivät olleet kuitenkaan valmistautuneita hallitsemaan tällaisen suuruusluokan kysymystä. Mutta meidän täytyy keskustella sitä, mitä piti tehdä, jotta voisimme suojella rajoja kriisien aikoina. Ja me ymmärsimme, että Schengen on tärkeä ja että ulkorajojen täytyy olla riittävän voimakkaat. Me ymmärsimme, että Euroopan tarvitsee varmistaa turvallisuutensa myös ulkorajoilla. Ja nyt neljä vuotta myöhemmin me keskustelemme siitä, että luodaan tämä virasto, jolla on 10 tuhannen hengen henkilöstö, jolla on uutta toimivaltaa. Ja uskon, että tämä uusi virasto on se, mikä todella edustaa solidaarisuutta, solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat unionin ulkorajoilla ja niiden välillä, jotka ovat sisäpuolella unionia. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Kymmenen ihmistä on ilmoittautunut tähän Hyvin mielelläni antaisin kaikille puheenvuoron, mutta todellakin pyytäisin teitä pitäytymään yhdessä minuutissa, koska kello viisi jatkuu äänestys ja meillä on sitä ennen vielä toinen mietintö, jotta todellakin pyytäisin, että puhutte vain minuutin. Schreirova. Kiitos za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že... Puhemies, meidän täytyy pitää mielessämme, että tämä ehdotus oikeastaan on vastaus niihin suuriin virheisiin, joita tehtiin vuosina 15 ja 16, kun Schengenin ulkorajaa ei riittävällä tavalla suojattu. Ja silloin jopa kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa ylitti rajan ilman lupaa. Osa toki oli pakolaisia, jotka pakenevat sotaa ja luonnonmullistuksia, mutta hyvin moni ei kuitenkaan ollut oikeutettu turvapaikkaan ja heidät täytyy näin ollen palauttaa. Näin ollen katsonkin, että Euroopan unionin täytyy voida valvoa omia rajojaan ja varmistaa näin turvallisuutensa. Siinä tapauksessa, että eh, tuhannet tai jopa miljoonat maahanmuuttajat tulevat Euroopan unionin alueelle, turvallisuuden tunne eh, katoaa. Sen takia puolustan tätä järjestelmää. Edustaja Pitsola. Nakon tri godine uspješnog funkcioniranja Europska obalna i granična straža... Kolmen vuoden jäl- toiminnan jälkeen tämä uusi virasto kykenee varmistamaan vapaan liikkuvuuden Schengenin alueella. Minä pidän hyvänä sitä, että perustetaan 10 000 miehen operationaalinen pysyvä henkilökunta. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen vaarallista tilannetta ulkorajoilla. Minusta oli hyvä miettiä koko tätä menettelyä, joka liittyy turvapaikan myöntämiseen. Tämä on tärkeää ei vain Schengenin alueelle. Olen iloinen siitä, että ulkorajojen valvonnassa meillä on vahva tuki unionilla. Siis Stevens. Stevens. Puhemies, hyvät kollegat, me olemme tukeneet aina Stöniä, vuodesta, äh, tukeneet Frontexia vuodesta 2016 lähtien, kun oli kysymys äh, esimerkiksi ihmisten palauttamisesta, jotka olivat saaneet kielteisen paikan. Ja Frontex äh, on tässä sitä auttanut ja jälleen me tuemme Frontexia, koska se mitä tässä on saatu aikaiseksi on hyvä askel. Frontexilla on tärkeä rooli, eh, kun toteutetaan maahanmuuttopolitiikkaa. Schengen-alue ilman sisärajoja voi olla olemassa vain, jos meillä on vahvat ulkorajat, ja Frontex huolehtii tästä. Eh, kun sillä on enemmän henkilökuntaa ja varoja, se voi paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin. On positiivista, että Frontex voi nyt olla aktiivinen myös ei-eurooppalaisissa maissa, jotka eivät ole unionin eh, naapurivaltioita ja eh, että EU eh, e esimerkiksi Marokosta toiseen ei-eurooppalaiseen maahan eh, palauttaminen on menetetty mahdollisuus. Etheridge. Etheridge. Thank you, sir. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa ilmaisemallani kommenttini sitä, että kun on kysymys tärkeästä aiheesta, jos kysymys on mukana tuhannet ihmishenget ja miljardit eurot, täällä eivät kollegat kuitenkaan ole valmiita ottamaan vastaan kysymyksiä puheenvuoron jälkeen, mutta varmastikin ratkaisu tähän on joka tapauksessa oikeusvaltio. Jos ihmiset haluavat tulla Euroopan unioniin laittomasti, silloin pitäisi olla hyvin tiukka sääntö, joka sanoo ei käy. Henkilö täytyy palauttaa. Mutta toisaalta täytyy olla kuitenkin olemassa laillinen määritelty reitti ihmisille, jotka etsivät turvapaikkaa, koska kaikki sivistyneet kansakunnat et, antavat mahdollisuuden turvapaikkaan niille, joita vainotaan, että oikeusvaltio ratkaisu tähän epäilenpä vain, onko niitä 11 miljardia euroa ja lisäresurssit ja lisäbyrokratia ovat tarpeen, mutta olisi parempi oikeastaan vain noudattaa lakia. Domna, domnul Bogovic. Edustaja Bogovic. Hvala za besedo. E, Veselimme da... Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, kun näen, että on päästy sopimukseen siitä, että ulkorajoja on suojattava ja tämä takaa meille rauhan, vakauden ja vaurauden Euroopassa ja myös Schengenin järjestelmän toiminnan. Ikävä kyllä emme olleet samoilla linjoilla vuonna 2015. Nyt kolmen vuoden jälkeen olemme vihdoin ja viimein ymmärtäneet, että laiton maahanmuutto täytyy kerta kaikkiaan lopettaa. Tarvittaisiin myös jatkotoimia. Frontexin mandaattia täytyy laajentaa palautuksiin kolmansista maista toisiin kolmansiin maihin. Sloveniassa vuonna 2015 meillä oli kymmeniä tuhansia rajanylityksiä. Nämä numerot puhuvat puolestaan. Nyt viime aikoina luvut ovat taas olleet noususuunnassa, enkä usko, että tilanne jatkossa juuri tästä muuttuisi. On varmistettava, että ihmiset, jotka tulevat Bosniasta ja Serbiasta, voidaan palauttaa kolmansiin maihin Frontexin avulla arvoisa Puhemies, komission Avramopoulos, minä olen espanjalainen sosialisti, eurooppalainen ja Euroopan kannattaja. Kunnioitan oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alueen merkitystä, mutta kuitenkin kysymys, joka liittyy ulkorajoihin, joka, johon liittyy tämä raja- ja merivartiostovirasto, joka saa uutta kapasiteettia, jossa on uutta rahoitusta – ja sosialistit, me olemme pyrkineet parantamaan tätä antamalla tähän tarkistus niin, että voitaisiin välttää toimia kolmansissa maissa niin, että tämä liittyisi toimiin, jotka liittyisivät myöskin perusoikeuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuteen, mutta valikoiden lopulla on myöskin nähtävissä eh, epätasapaino turvallisuuden ja humanitaarisen alueen välillä se, että unionin etelärajalla Espanja vastaamaan tehtävästi myöskin olen saatu aikaan tätä turvapaikkapaketin aikaansaamista, jolla se pyrkii uudistuksia Dublinin paketti, joka on juuttunut neuvostoon. Toivottavasti seuraava parlamentti tulee puuttumaan näihin asioihin. Marjas. Kiitos puhemies, minun täytyy sanoa uudelleen, että Egean meren saarten asukkaat ovat hätää kärsimässä johtuen suurista pakolaisvirroista, jotka vieläkin valuvat Kreikkaan. Vähän aikaa sitten Samoksella oli protestimarssi, koska asukkaat eivät enää voi ottaa enempää maahanmuuttajia ja laittomia pakolaisia vastaan. Frontexin täytyy saada parempi rooli, se on totta. Sen täytyy voida tehdä kunnollista työtä liittyen ulkorajojen suojeluun, ei vain merirajojen, koska me näemme myös, että monet eh, ihmiset tulevat maarajojen ylitse. Sen vuoksi me tarvitsemme konkreettista eh, Frontexin työn parantamista. Myös Epiroksessa Frontexin pitäisi olla